Arvoisat kollegat, ennen kuin jatkamme töitä, me haluaisimme Euroopan parlamentin osanoton ilmaista traagisen onnettomuuden johdosta eilen Etiopiassa. Siellä 157 henkilöä menehtyi, joista monet olivat Euroopan kansalaisia tänään. Meillä on Madridin terrori-iskujen Vuosipäivä 2004, 192 henkilöä kuoli ja 200 loukkaantui. Tämä on terrorismin uhrien muistopäivä. Kuten muistamme, meillä oli terroristi-isku Strasbourgissa ennen joulua. Me emme voi laskea kättämme terrorismin edessä. Meidän täytyy aina puolustaa vapauttamme ja arvojamme terrorismin barbarian edessä. Viisi vuotta sitten Venäjän federaatio valtasi Krimin ja tuolloin Euroopan parlamentti totesi päätöslauselmassaan, että tämä oli kansainvälisen oikeuden loukkaus. Tämä miehetys rikkoi monia äh, Ukrainan ja Venäjän federaation sopimuksia, YK on kanssa tehtyjä sopimuksia, Helsingin sopimusta ja Budapestin pöytäkirjaa. Me haluaisimme jälleen toistaa, että tuemme Krimin itsenäisyyttä ja Ukrainan itsenäisyyttä ja Krimin koskemattomuutta. Hyvät kollegat, viime viikolla monet venezuelalaiset kärsivät pimennyksistä, sähkökatkoista. He olivat erittäin dramaattisissa vaikeissa tilanteissa. Monet ihmiset menettivät henkensä, mukaan lukien juuri syntyneet vauvat, koska sairaalossa oli sähkökatkoksia ja monissa muissakin virastoissa näin tapahtui. Tilanne on todellakin kiireellinen. Euroopan parlamentti vetoaa maihin, jotta tekisimme kaiken mahdollisimman, mahdollisen, jotta voisimme palata normaalin tilanteeseen. Tällaista ei voida hyväksyä. Tämä on Venezuelan hallituksen piittaamattomuutta. Maduro ei täytä velvollisuuksiaan ja pahentaa jo hirvittävää humanitaarista kriisiä. Tämä koskettaa Venezuelan kansalaisia hyvin kipeästi. Euroopan parlamentin täysistunto, joka 14. päivä helmikuuta keskeytettiin, jatkuu. Pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin huomautettavaa? Niihin ei ole huomautettavaa, joten pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ulkoasianvaliokunta on vahvistanut ähm, jäsenten Winter ja Loskutovs mandaatin ja vahvistanut sen 10. ja 24. päivä tammikuuta lähtien käynnistyneeksi tämän vuoden tammikuusta. Eli huomatettavaa ole, tämä on hyväksytty. Ulkoasianvaliokunta on pyytänyt, että tarkasteltaisiin säädöksen 20. syyskuuta 76 yhtä pitävyyttä koskien alalämän suurin nimitystä. Se on tarkasteltu, se on kirjoittu ylös. Artiklan 171 kappaleen 1b mukaisessa työjärjestyksessä teksti on saatavilla Euroopan parlamentin nettisivuilla. Eli mikään poliittinen ryhmä 24 tunnin sisällä tee huomautuksia. Tämä teksti katsotaan hyväksytyksi. IMKO-valiokunta on päättänyt lähettää toimijoiden välisten neuvotteluihin säännön 69c kappale 1 työjärjestyksessä mukaisesti mietinnön. Tämä teksti on saatavilla täysistunnon verkkosivuilla ja liitetään täysistunnon pöytäkirjaan säännön 69 c kappale 2 mukaisesti. Jäsenet tai poliittiset ryhmät voivat kirjallisesti huomiseen 12. päivä tiistain 12. päivän maaliskuuta kello 24 mennessä esittää pyyntöjä, ellei näin tapahdu. Neuvottelut voidaan aloittaa säännön 105 kautta 6 mukaisesti. Minulle on annettu tiedettäväksi, että Ekon valiokunta on antanut tiettyjä suosituksia delegoituihin säädöksiin liittyen. Nämä säädökset ovat saatavilla täysistun verkkosivuilla, eli 42 sisällä mitään huomautuksia anneta. Minimi vaatimuksen mukaisesti. Nämä pyynnöt katsotaan hyväksytyiksi, muuten niistä äänestetään. 154 artiklan mukaisesti työjärjestyksessä olen saanut useita kirjallisia pyyntöjä PETS-valiokunnalta eurooppalaisiin meri- ja äh, kalapoliittisiin kysymyksiin liittyen äh, koskien sopimuksia yhdistyneen kuningasan kanssa koskien kalastusta, joka tapahtuu Yhdysvallan kuningaskunnan vesillä. Olen myöskin saanut TRAN-valiokunnalta pyynnön tarkastella tiettyjä turvallisuuskysymyksiä, jotka liittyvät unionin ja Yhdysvallan kuningaskunnan yhteyksiin. Näistä pyynnöistä äänestetään huomenna aamulla täysistunnon aluksi. Asiakirjat ovat saatavilla täysistunnon verkkosivuilla haluaisin ilmoittaa, että yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa äh, allekirjoitan 12 tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan äh, hyväksyttyä tekstiä. Nämä tekstit tullaan julkaisemaan täysistunnon sivuilla. Nyt voimme siirtyä toimukaisen työhömme. Meillä on seitsemäs päivä puheenjohtajakokouksen hyväksymä esityslista, joka on teille jaettu. Riivonen. Olkaa hyvä, edustaja. Thank you very much, miss, uh, thank you very much. Kiitokset, herra puhemies 22.4 artiklan mukaisesti teillä on mahdollisuus virallisesti edustaa parlamenttia 29. päivä ja 30. päivä tätä kuuta. Veronassa pidetään kongressi, jossa keskustellaan perheiden tilanteesta ja kysymys on sellaisesta järjestöstä, joka edistää homofobiaa ja seksuaalista erilaisuutta. Ja tämä selkeästi ilmeisesti on myöskin äh, muita seksuaalivähemmistöjä väheksyvä ryhmä. Te olette nyt ilmeisesti puhjana tässä kongressissa, sitten kuitenkin olette kadonneet tämän äh, järjestön nettisivuilta ja tämä järjestö on jatkuvasti kuitenkin pyytänyt, että selvittämään kuinka tämä tilanne oikein etenee. Kun olette tähän suostuneet, niin äh, olette samalla sitoneet myöskin parlamentin tähän kysymykseen ja samanaikaisesti parlamentti kuitenkin jatkuvasti halunnut edistää LGBTI-yhteisön etuja. Nyt haluaisin sitten kysyä teiltä, siitä, että aiotteko tähän kongressiin osallistua vai ei. In quei giorni io sarò... Minä olen Assisissa tuona ajankohtana eh, keskustelemassa Jordanian tilanteessa, tilanteesta pääministeri Konten ja eh, kansari Merkelin kanssa. Haluaisin puhua esityslistasta. Näin juuri, että pääministeri May tulisi Strasbourgin puhumaan Junckerin kanssa. Oletteko te tietoisia siitä ja mikäli näin, pyydättekö te hänet puhumaan myös tälle parlamentille? datemi tempo di rispondere perché... Teidän täytyy antaa minulle aikaa vastata tähän. Se la signora... Devo rispondere. Minun täytyy voida vastata. Antakaa minun vastata. Tarvitsen aikaa tähän. Jos, kuten kerrottua, neuvoston puheenjohtajan pääministeri May tapaa, tämä tapahtuu todennäköisesti myöhään illalla ja parlamentin hän voisi tulla vasta huomenna aamulla, joten en usko, että hän voisi tänne parlamenttiin ehtiä. Edustaja Pedicini. Hyvä puhemies, minä haluaisin 11.3 ähm, artiklaan puuttua sen mukaan koskien sääntöjä käyttää puheenvuoroja. Me olemme täällä hirvittäviä sanoja kuulleet kollegalta täysistunnossa, hirvittäviä loukkauksia, ähm, kaikkia italaisia edustavaa Italian pääministeriä kohtaan ja kaikkia Euroopan kansalaisia edustavaa henkilöä kohtaan. Täällä edustaja Verhofstadia pitäisi kyllä rangaista hänen sanoistaan työjärjestyksen mukaisesti. Se lei dice che Verhofstadia mutta te jos te sanotte, että Verhofstadia saa loukata, ketään te ette saa loukata myöskään Verhofstadia, se, joka on tullut kansan valitsemaksi, ansaitsee kunnioituksen. Kyseessä oli Italian pääministeri. Riippumaton hallituksensa edustaja oli kyseessä tässä. Voiko näin siis toimia täällä täysistuntosalissa? Edustaja Intveld, olkaa hyvä two weeks too late. I thought it was in the European Parliament. No, minä luulen, että tämä oli Euroopan parlamentti, vaikka tuntui että tämä on Italian puhelin. Minä haluaisin palata eh, edustaja Henke kysymykseen. Te ohititte sen hyvin nopeasti. Todellakin eh, te olitte eh, ohjelmassa yhtenä avainpuhujana tässä konferenssissa ja me pyysimme teitä selventämään tilannetta kirjeellä. Sen jälkeen kun me lähetimme teille tämän kirjeen, niin teidän nimenne katosi netistä puhujana, mutta emme ole saaneet kirjallista selvitystä, joten todellakin haluaisin vaatia, että saamme kirjallisen selvityksen. Gentile onorevoli, Arvoisat jäsenet, jos haluatte, voi vastata kyllä kirjallisestikin, mutta jos nyt tämän sanon täysistunnossa, se varmaankin on parempi kuin se, että lähetän vain kirjeen. Sanon tämän kaikille nyt kaikkien edessä. Minä menen tuona ajakohtana Assisiin, jos minut on tuolle kutsuttu tuohon tapahtumaan. Minua ei voida kyllä sen vuoksi ruoskia. Meidän pitää nyt edetä tai muuten me jatkamme tätä samaa väittelyä. Olkaa hyvä. I think you just No itse asiassa te vain pahensitte asiaa. Saattaa hyvinkin olla, että teillä on jotain muita sitoumuksia samanaikaisesti, mutta teitä ei vain kutsuttu, vaan teidät oli nimetty sinne ää, äh, avainpuhujaksi tunnettuun seksistiseen, homofobiseen järjestöön, Joten ehkä jos he asettavat nimenne tuonne nettosivulle ilman teidän tietoanne, se on ehkä selvitys, mutta me haluamme todellakin kirjallisen vastauksen. Glielo ripeto. Voin tämän vielä toistaa jälleen kerran. Minä lähetän kirjallisen vastauksen kyllä, mutta on tärkeämpää täysistunnossa, tämä myöskin todeta, täysistunto on paljon tärkeämpi foorumi kuin vain kirje teille. Minä en ole mikään sisäministeri, joka edustaa omaa maatani. Minä olen menossa tilaisuuteen, jossa kansleri Merkel ja minun maani pääministeri ovat läsnä. En nyt tiedä, mitä muuta tässä enää voisin sanoa. Edustaja Marias. Minä haluan käyttää puheenvuoron esityslistasta. ECR haluaa tehdä seuraavan ehdotuksen ne äh, sääolosuhteet, jotka ovat nyt iskeneet äh, Kreetaan, ovat vahingoittaneet monia äh, paikkoja siellä ja erityisesti nyt toivon, että pahiten kärsinyttä aluetta voitaisiin nyt tarkastella, koska se on todellakin ihan joutunut hyvin äh, kovasti näiden sääolosuhteiden arvoille. Ähm, viime viikolla ECR pyysi, että esityslistalle voitaisiin ottaa äh, keskustelu siitä, äh, kuinka voidaan auttaa näitä vahinkoja kärsineitä alueita ja kuinka myöskin alueen uhreille voidaan antaa tuota tukia. Nyt kuitenkaan tähän pyyntöön ei muissa poliittisissa ryhmissä suostuttu, koska esityslistalla oli niin paljon asioita, joten ehdotammekin, että tänään maanantaina viimeisenä esityslistakohtana olisi kuitenkin vielä sitten lisättynä tämä asia, jonka tässä otin esille, ja että tekisimme myöskin päätöslauselman siitä, kuinka voisimme auttaa näitä uhreja tällä alueella ja äh, kuinka voisimme myöskin äh, ottaa huomioon nämä aiheutuneet vahinget. Kysymys on tässä kuitenkin sellaisesta kysymyksestä, joka varmasti osoittaisi, että olemme solidaarisia tämän alueen asukkaita kohtaan ja vetoankin kollegoihin, että tämä ECRn pyyntö nyt hyväksyttäisiin. Otettaisiin se siis kahdeksanneksi kohdaksi äh, esityslistaan, jotta tämän Kreetan alueen vahinkojen tilanne otettaisiin esille ja että esitettäisiin päätöslausuma arvoisa Arvoisa puhemies, toivon, että tästä voitaisiin äänestää ja nyt haluan todella vedota kollegoihin tässä asiassa. Tässä kyseessä oli siis pyyntö ESR-ryhmältä, jota muuttaisimme esityslistaa tämän päivän osalta ja lisäisimme keskustelun koskien Kreetan tulvia. Vastustaako tätä joku? Jos joku haluaa käyttää vastustavan puheenvuoron, se on mahdollista. Muuten siirrymme äänestykseen. Kukaan ei halua näin tehdä. Äänestämme nimenhuuto äänestyksellä tästä ESR-ryhmän ehdotuksesta. personne a demandé di la votazione è chiusa äänestys on päättynyt Ehdotus on hylätty. Tiistan osalta EPP-ryhmä on pyytänyt, että äh, komission varapuheenjohtajan ja korkean edustajan julkilausuma. Äh, mikä on kyseessä, edustaja? Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, for Tuesday, the SND group... Kiitokset. Eh, pyydämme tiistaille, eh, tiistain osalta, että... Pazienza. Okay. Olkaa hiukan kärsivällisiä päästä tekemään kaikki nämä ehdotukset kyllä, mutta meidän täytyy ottaa yksi ryhmä kerrallaan. Edustaja Beres, olkaa hyvä. En halua nyt sekoittaa esityslistaa, haluaisin vain varmistaa, että te huomasitte, että minulla ei ollut äänestyskorttia, ja vastustin tuota äskeistä ehdotusta. Hyvä. Allora, per martedì ci so... Tiistaina meillä on monia ehdotuksia. Odotamme EPP-ryhmän ehdotuksesta. Siinä pyydetään Euroopan komission varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilausumaa koskien ihmisoikeusloukkauksia. Otsikkoa ehdotetaan muuttavaksi Euroopan unionin ja Maniksi Act. Olkaa hyvä, edustaja Preda, ryhmänne puolesta. Kiitos. Uskon, että äh, tämä on hyvin ehdot- ymmärrettävä tämä ehdotus. Te ymmärrätte, että tässä viitataan Magnitskiin, koska tämähän on jo kansalaisten tuntema asia, kuten myöskin yleisesti ottaen myöskin se, että haluaisimme nyt pyrkiä rankaisemaan niitä, jotka toimivat ihmisoikeuksia vastaan ja jotka ovat korruptoituneita. Ja uskomme, että tämän viittauksen lisääminen selventäisi kuitenkin sitä, mihin olemme täällä sitoutuneita. Kiitos. Edustaja Sargentini voi käyttää Todellakin puhemies, haluan puhua vastaan. Minusta ei ole avuksi, että nyt lähdetään muuttamaan otsikkoa, koska me haemme globaalia uutta sanktiomahdollisuutta. Ja tämä ei keskity yhteen maahan erityisesti, vaan yritämme rakentaa koalitiota jäsenvaltioissa ja tässä parlamentissa Eh, ja se, että otsikkoon otetaan Magnetskin nimi, ei helpota tätä prosessia. Eikä tämä myöskään eh, kuulu tähän samalla tavalla, koska Magnetski keskittyy lähinnä taloudelliseen ja korruptioon ja me keskitymme lähinnä ihmisoikeusrikkomuksiin. Eikä ole mitään eu lainsäädäntöä, jolla olisi kenenkään nimeä. Eh, meidän lainsäädännömme on tylsiä nimiä eikä ole yhtäkään jäsenvaltiota, joka olisi maininnut Magnitskin, eikä myöskään Kanada. Vain USA on tehnyt näin. Ja USA ei kuitenkaan itse toimi demokraattisesti ja minusta meidän ei pitäisi ottaa siitä mallia, joten pitäkäämme kiinni tästä otsikosta tällaisenaan kuin se on nyt. Äänestämme EPP-ryhmän ehdotuksesta, jotta muuttaisimme otsikkoa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Tiistain osalta SND-ryhmä on pyytänyt, että keskustelu koskien Lokinkardin mietintöä palveluiden tuotteiden esteettömyys, joka on äänestyksenä keskiviikkona, lisättäisiin kuudenneksi asiaksi esityslistalle iltapäivällä. Edustaja Senlova, olkaa hyvä. Yes, indeed, the SND Group Kyllä, ryhmämme pyytää, että keskustelu Lokekadin mietinnöstä tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimukset mm, että sitä äänestettäisiin suoraan keskiviikkona. Me olemme sitä mieltä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys ja tämä direktiivi on myöskin hyvin tärkeä parlamentille ja että siitä on jo kaksi vuotta sitten tehty yhteinen julkilausuma, koska se on ollut todellinen prioriteetti. Trilogineuvotteluiden jälkeen keskustelu olisi nyt sitten hyvin tärkeä mahdollisuus parlamentille osoittaa, että se on sitoutunut vammaisten oikeuksien kunnioittamiseen ja että se myöskin kunnioittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia tehdä tässä asiassa paljon enemmän ja että tämä otettaisiin siis päivän kuudenneksi kohdaksi esityslistalla. Haluaako joku käyttää vastustavan puheenvuoron? Eli näin ole siirrymme äänestämään pyynnöstä. äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Pyyntö on hyväksytty, joten keskustelu koskien Logigardin mietintöä josta oli tarkoitus äänestää ähm, keskiviikkona lisätään tiistai-iltapäivän kuudenneksi aiheeksi tiistai. Esityslistaan koskien alderyhmä on pyytänyt ähm, korkean edustajan julkilausuma Venezuelan tilanteeseen liittyen lisättäväksi kolmanneksi asiaksi esityslistalle Katipirin mietinnön äh, jälkeen. Keskustelun pitäisi liittää päätöslauselmasta äänestään torstaina. Edustaja Nart, olkaa hyvä. Jani. Humanitaarinen katastrofi äh, Venezuelassa on muuttunut todelliseksi tragediaksi ja viisi päivää siellä on oltu ilman sähköä ja tämä johtuu siitä, että Venezuela johtaa varasjoukko. Tämä on todellinen tragedia ja tämän parlamentin ei pidä olla sokea, kun kysymys on meille näinkin läheisestä maasta. Ja sen takia haluammekin, että keskustelu päätöslausumaan kerran pidettäisiin tästä Venezuelan tilanteesta. Kiitos. Una propuesta, señor González Pons. Edustaja González Pons, onko teillä edustaja Nartin, ehdotukseen liittyvä puheenvuoro? Olkaa hyvä. Meidän ryhmämme tukee Nartin pyyntöä Sata tuntia ilman sähköä tarkoittaa, ettei ole ruokaa, ei ole koulutusta, ei ole mitään. Me ehdotamme, että tässä todella vaadittaisiin myöskin sanktioita Maduroa kohtaan ja myöskin kaikkia hänen tukijoitansa kohtaan. Haluatteko vielä jotakin tähän? Herra Lambert. En halua aliarvioida Venezuelan tilanteen vakavuutta, mutta tästä huolimatta on muuttunut tämän parlamentin tavaksi ottaa Venezuelan tilanne melkein joka ikisen täysistunnon esityslistalle ja huomaan, että erät meistä käyttävät äh, tätä Venezuelan tilannetta välineenä. Te ette ole viimeinen näistä henkilöistä, hyvä puhemies käyttääkseen poliittisia puheenvuoroja, tällaista poliittista viuhtumista. Minä olen sitä mieltä, ettei ole mitään hyötyä siitä, että parlamentin jälkeen kerran, jälleen kerran keskustelee tästä vakavasta tilanteesta. Se ei auta tilannetta lainkaan Venezuelassa. Jos me nyt pohdimme Venezuelan tilannetta, neuvoisinpa, että ryhdytte keräämään allekirjoituksia alivaliokunnan perustamisen puolelta puolesta koskien tätä tilannetta. Siellä voidaan sitten käsitellä koko asiaa, mutta on kuitenkin erikoista, että kun kyseessä on Marokko esimerkiksi, Parlamentti on hämmästyttävän hiljaa, vaikka nämä maat ovat meitä lähellä maantieteellisesti. Me tarvitsemme niitä kuitenkin ratkaisemaan tiettyjä ongelmia Euroopassa. Kiitoksia. Mettiamo. Siirrymme nyt äänestämään ALDE-ryhmän ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää. Ehdotus on hyväksytty. Eli korkean edustajan julkilausuma koskien Venezuelan hätätilannetta lisätään eh, iltapäivän esityslistalle Katipirin mietinnön jälkeen kolmanneksi asiaksi Turkin mietinnön jälkeen. Torstai vihreä ryhmä ja EFDD ovat pyytäneet, että eh, eläinten hyvinvointia vesiviljelyssä koskevaan eh, suullisen kysymyksen lisättäisiin päätöslausuma, josta äänestettäisiin seuraavalla täysistuntoviikolla. Edustaja Lambert, olkaa hyvä Kysymys on aivan nyt aivan erilaisesta kysymyksestä, eläinten kärsimyksestä ja eläinten hyvinvoinnista on entistä selvempää, kun nyt lukee tieteellistä kirjallisuutta, että vesiviljelyt kalat ovat todella tilanteessa, jossa ne kärsivät. Ja mielestäni on todella tärkeää, Äh, koska tämä tietysti on äh, kansalaisia entistä enemmän huolettava aihe, niin että tekisimme tästä kirjallisen päätöslausuman tämän keskustelun jälkeen, joten pyytäisin, että esityslistalle siis äh, maaliskuun toisessa täysistunnossa otettaisiin vielä keskustelu tästä aiheesta, joka pidettäisiin torstaina 7.5. Haluatko joku käyttää vastustavan puheenvuoron? Vastustava puheenvuoro, olkaa hyvä. Uważam, że e, ten parlament e, powinien zajmować się sprawami ludzi, a nie zwierząt. E. Meidän pitäisi puhua ihmisten asioista eikä eläimistä. On, tämä on tekopyhää. Kyllä eläimet kärsivät, kun niitä teurastetaan teurastamossa. Mutta eläimet eivät maksa veroja, joten ei meidän tulisi niistä puhua. Chi favore della proposta? Vihreän ryhmän ja EFDDn ehdotuksen puolesta. Vastaan. Vaikuttaa, että meillä oli enemmistö vastaan, mutta tarkistamme tämän vielä koneellisesti, jotta olisimme aivan varmoja. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Esityslista on näin päätetty ja nyt voimme siirtyä keskusteluihin. Please. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. I, I did call earlier, but... Kiitos. Minäkin haluan ottaa esille 11.2 kohdan pohjalta sen asian, että meidän täytyy siis toisiamme kunnioittaa. Brysselin minitäysistunnossa Mago Park oli lähdössä salissa äänestysten jälkeen muiden joukossa ja häntä tönäistiin ja hän kaatui. Hänet vietiin sitten sairastuvalle ja tämä johti todelliseen äh, sairaalahoitoon tämä tapahtuma. Valitettavasti en tiedä kuka tämän teki, mutta mielestäni hänen pitäisi hävetä. Ehkä kaikki kollegat voisivat olla vähän huomaavaisempia, kun he lähtevät täältä äh, salista ja heidän pitäisi tehdä se hyvässä järjestyksessä. Kiitos. Non sapevo nulla di questo. Minä en ollut kuullut äh, tästä tapahtumasta mitään enkä vastuusta. Jos ähm, loukkaantuminen on tapahtunut, me voimme tarkastella asiaa. Pahoittelen tätä ja tutkimme, mitä on tapahtunut. Kiitoksia. Kollegat, käynnistetään keskustelumme. Ensimmäinen asia esityslistallamme tänään on Daltonin mietintö, kolmansien maiden kansalaisia koskeva tietojen vaihto ja eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä. Joten ensin pyytäisin edustaja Daltonia käyttämään puheenvuoron esittelijänä. Thank you very much, Mr. President. Now, sharing in... Kiitos. Tietojen jakaminen rajat ylittävällä tavalla on tärkeä keino toimia terrorismia ja rikollisuutta vastaan, jotka ovat nyt nousussa. Kysymys on tietysti myöskin kansalaisista, jotka eivät ole EU-kansalaisia. Tällä hetkellä nykyisessä ECRIS-järjestelmässä Äh, ei ole. On mahdollisuus tunnistaa EU-maiden kansalaisia, mutta ei kolmansien maiden kansalaisia. Nyt jos kuitenkin äh, on olemassa rikollista taustaa näillä henkilöillä, niin se täytyy pyytää tämä tieto muilta jäsenvaltioista. Ja harvoin näitä äh, Äh, rikostietoja sitten saadaan, niin ja tämä on todellinen porsaan reikä. Tämä asetus on hyvin tärkeä, jotta saadaan tämä juridinen tyhjiö täytetyksi, ja tarvitaan lisää jäsenvaltiota, äh, jäsenvaltioiden kesken räätälöityvän rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Tarkoituksena on myöskin taata se, että oikeusviranomaisilla on mahdollisuus tehdä työnsä, jotta ne voivat todella antaa reiluja tuomioita. Voimme kaikki varmasti olla samaa mieltä siitä, että kolmansien kansalaisten ei pitäisi saada enemmän oikeuksia kuin EU-kansalaisten Euroopan Euroopan unionissa. Ja jotta tähän saadaan tasapaino, niin meidän pitäisi kaikissa ryhmissä todella tukea sitä, että mitään syrjintää ei EU-kansalaisille ole. Ja jos sitten kysymys on siitä, että heillä on kolmannen maan kansalaisuus, niin heitä pitäisi myöskin kohdella reilulla tavalla. Haluamme todella suojakeinot näihin neuvotteluihin, jotta kun ajatellaan erityisesti vaikkapa sormenjälkiä, mitään syrjintää ei saa olla oikeusjärjestelmässä. Tämä asetus tuo oikean tasapainon oikeuksien suojelussa ja myöskin toisaalta taas viranomaisten työn toteuttamisessa. Me voimme tällä tavalla jakaa tietoa. Kysymys ei ole kuitenkaan sellainen tietojärjestelmä, jota voidaan vain selailla, vaan tällä tavalla mitään eriyttämistä ei tapahdu EU-kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten välillä ja tulokset ovat siis aivan samanlaisia. Tämä on todella oikeus jäsenvaltioiden oikeusviranomaisilla pyytää tietoja sillä tavalla, että ne voidaan ottaa huomioon, kun uusia tuomioita annetaan. Aivan kriittisesti, kun ajatellaan sekä kolmansia maiden ja EU-maiden kansalaisia on tässä järjestelmässä, niin myöskin tällä tavalla heidän entiset tuomionsa EU-ssa voidaan saada selville myöskin heidän passitietojensa perusteella. Haluan oikeus rikkoa väärinkäsityksen, jota on esimerkiksi Valde, äh, ALDE-ryhmässä. Tämä pätee vain EU-ssa tehtyihin annetuihin tuomioihin, ei ollenkaan esimerkiksi Turkissa tai muissa EU-ulkopuolisissa maissa annettuihin tuomioihin. Jos meillä ei ole tätä järjestelmää, niin viranomaisten äh, täytyy sitten pohtia sitä, että missä järjestelmässä he äh, näitä hakuja tekevät. Ja tämä johtaisi taas esimerkiksi rotupohjaiseen tai muihin profilointeihin. Tätä emme toivo. Tällä tavalla kaikkien äh, sormenjäljet ovat äh, riippumatta äh, kansalaisuudesta haettavissa. Ja tällä tavalla viranomaiset voivat myöskin toteuttaa oikeanlaisia toimia. Jos jotkut sitten äänestävät, jotta tämä asia avattaisiin uudellaan, niin tällä tavalla asetatte itse asiassa vaaran omat kansalaisenne myönnätte, että te halua, että jotkut voivat äh, päästä kuin koira veräjässä äh, sellaisista äh, tapauksissa, jos henkilöllä kuitenkin on rikoshistoria vaikkapa Euroopan unionissa. Kaikkien kolmen toimielimen oikeusyksiköt ovat todenneet, että tässä ei ole ongelmia. Tämä on hyvä sopimus ja me täällä parlamentissa mielestäni voimme sitä tukea, joten kehotankin kaikkia tukemaan tätä. Kiitos. Rog acum pe doamna comisar Jurova să ia cuvântul. Ja seuraavaksi sitten komission ja Jourova, members. Puhemies, arvoisat jäsenet, haluaisin edustaja Daltonia kiittää ja myöskin puheenjohtaja maata neuvostossa ehdotuksista koskien asetusta ja direktiivien tarkoituksena on parantaa rikosrekisterien tietovaihtoa maiden välillä ECRIS-TCN-järjestelmä. Haluaisin kiittää kansalaisäätäjiä erityisesti siitä, että he ovat pyrkineet äh, sellaiseen ratkaisuun, joka on kaikille osapuolille mahdollinen hyväksyä. Komissio on ECRIS-TCN-järjestelmää ehdottanut Pariisin äh, marraskuun 2015 terroriskujen jälkeen. Tarkoituksena oli kattaa porsan reikiä olemassa olevassa järjestelmässä koskien rikosrekisteritietojen vaihtoa niin, että toimivaltaiset viranomaiset saisivat paremman pääsyn kolmansien maiden kansalaisten rikosrekisteritietoihin. Tämä ehdotus tuli mukaan vuonna 2017 toimielinten välisiin prioriteetteihin Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Huomenna parlamentti pohtii näitä tavoitteita. Niiden tuloksena me saisimme paremman, tehokkaamman rikosrekisteritietojen vaihtojärjestelmän, joka tukisi Euroopan oikeudenvapauden mm, alueen toteutumista. Haluaisin kiittää erityisesti siitä, että esittelijä pyrki ratkaisemaan kaksi asiaa. Ensinnäkin ne ehdot, joiden mukaan sormenjälkitietoja voidaan ECRIS-TC äänijärjestelmässä vaihtaa. Ja toiseksi se, että kaksi kansalaisuutta ähm, omaavat Euroopan unionin kansalaiset, joilla on kolmannen maan kansalaisuus otetaan mukaan. On hienoa, että näin tasapainoinen ratkaisu, jonka kaikki voivat hyväksyä, saatiin aikaan. ECRIS TCN-järjestelmä voi näin täyttää tavoitteensa. Se tekee mahdolliseksi kattaa porsareja tiedonvaihdossa koskien aikaisemmista rikko aikaisempia rikoksia. Tämä tehdään äh, luotettavan henkilötiedon pohjalta ja kunnioittain yksilön oikeuksia. Komissio siis täysin tukee kompromissia, jonka kansalainsääntäjät saivat aikaan ja odottaa huomista äänestystä. Kiitoksia. Äh, Seuraavaksi edustaja Kölmel. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin kiittää esittelijöitä vastuuvaliokunnasta hänen työstään, joka oli erinomaista. Haluan myös kiittää komissiota erinomaisesta yhteistyöstä tässä asiassa. Tämä IT-menettely, josta tänä päivänä puhumme, se täytyy ehdottomasti ajantasaistaa ja laajentaa, koska tällä hetkellä tämä menettely ei ole riittävää sillä tavalla, että saataisiin hyviä ja riittäviä tietoja ja osumia. Ja sen vuoksi tämä kustannukset on laskettu noin 78 miljoonaksi euroksi jäsenvaltioissa, koska tämä on niin hankala. Tässä uudessa menettelyssä meidän tulisi EUna käyttää 13 miljoonaa ja sitten jäsenvaltioiden suurin piirtein sama. Mutta tämä on hyvin investoitua rahaa, koska me pääsemme parempaan menettelyyn, jossa turvallisuustaso paranee EUssa sen myötä ja kaikki oikeusvaltion periaatteet täytetään. Nimenomaan tässä EU voi osoittaa, että se on hyvällä tiellä ja että se on kansalaistensa takana. Domnul eh, Chucky Paul. Seuraavaksi eh, edustaja Chucky, kaksi minuuttia. Kur, szeretném Puhemies, haluan kiittää kollegoita tästä eh, mietinnöstä. Olen sitä mieltä, että EPPn ja ECRn välinen yhteistyö on ollut avainasemassa. Ja tämä ehdotus komissiolta nyt tulisi muutetuksi, koska kysymys on järjestelmästä, joka ei ole keskitetty. Me tuemme kuitenkin tässä tehtyä ehdotusta. Tällä tavalla voidaan välttää teknisiä ongelmia ja mahdollisia väärinkäytöksiä myöskin jos kysymys on keskitetystä järjestelmästä. Nyt paljon työtä on tehty mm, ja eri tahoilla ja nyt tämä voi olla hyvin tärkeä järjestelmä, kun pyritään tekemään yhteistyötä rajat ylittävällä tavalla. Mielestäni tällä tavalla voidaan myöskin toimia kolmansia maiden kanssa. Hyvin tärkeää on myöskin se, että tällä tavalla voidaan identifioida henkilöt myöskin sormenjälkiensä perusteella. Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta ei voida käyttää tässä ikään kuin vaihtovaluuttana. Tämä, tätä, tätä järjestelmää täytyy laajentaa ja tässä erityisesti ajattelen sellaisia henkilöitä, joilla on myöskin toinen passi. Tässä kaikki kansallisuudet, onpa kysymys EU-kansalaisista, kolmansien maiden kansalaisista, niin heitä ei voi kohdella epätasa-arvoisesti. Me tuemme tätä ehdotusta ja tämä on hyvä askel eteenpäin ja tällä tavalla järjestelmä toimii varmasti hyvin. Doamna... Kiitos. Sitten edustaja Head, kolme minuuttia. Thank you. Kiitos. Me olemme loppu äh, vaiheessa näiden kahden mietinnön parissa. Tämä on ollut pitkä matka, josta tuli paljon monimutkaisempi kuin mitä luulin. Perustavoite näillä ehdotuksilla on se, että jäsenvaltioiden rikostuomioistuimet voisivat vaihtaa informaatiota tuomioista kolmansien maisten kansalaisten kohdalla. Ja tämä on ihan hyvä. Ja meidän ryhmällämme ei ole mitään sitä vastaan, että perustetaan uusi informaatiojärjestelmä, niin että voidaan korjata nykyisen järjestelmän puutteet. Mutta olemme nähneet ongelmia siinä, miten komissio ja neuvosto ovat halunneet muotoilla tätä järjestelmää. Osa näistä ongelmista on voitu ratkaista työn kuluessa suurin ongelma meille oli tämä mahdollinen syrjintä ja konkreettisemmat erot kohtelussa niiden ihmisten välillä, joilla on vain EU-kansalaisuus, henkilöt, joilla on EU-kansalaisuus ja kolmannen maan kansallisuus ja sitten vielä kolmansien maiden kansalaiset. Kohtelun eroissa on kysymys siitä, kuinka moneen tietokantaan äh, rekisteröidään ja onko otettava sormenjäljet. Me yritimme Alden, äh, Vihreiden ja Guen kanssa neuvottelun aikana tehdä ehdotuksia ratkaisuiksi ja ehdottaa objektiivisia kriteereitä, mutta ikävä kyllä meitä ei kuunneltu neuvotteluiden aikana. Kävi myös selväksi neuvotteluiden aikana, että komissiolla on osittain ollut ihan muitakin tavoitteita kuin, että saataisiin järjestelmä vaihtaa tietoja tuomioista vaan tässä on enemmänkin kysymys siitä, että halutaan kerätä tietoja ja interoperabilisuutta, yhteensopivuutta EU-järjestelmien kesken. Kun EU-parlamentit ovat, parlamenttivaalit ovat tulossa ja näyttää siltä, että äärioikeisto saa paljon suosiota, niin on tärkeää tässä vaiheessa, että me emme anna periksi perusperiaatteista. Meidän ei tule antaa sellaista mm, signaalia, että ihmiset, joilla on kansalaisuus unionin ulkopuolisissa maissa, että heitä voitaisiin kohdella eri tavalla. Toisaalta minä olen toki tällaisen järjestelmän kannalla, että voidaan vaihtaa informaatiota tuomioista, mutta ei tällaisella tavalla kuin ehdotetaan. Kauan mietittyäni, niin minä varjoesittelijänä suosittelen, että meidän ryhmämme äänestää tyhjää tästä. Kiitos. Ähm, Domna Stevens, un minut si Sitten edustaja Stevens, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät äh, kollegat. ECRIS on tietokanta, jossa viranomaiset voivat vaihtaa tietoja tuomituista EUn kansalaisista, mutta se ei sovi siihen, että vaihdetaan tietoja tuomituista ulkomaalaisista. Ja nyt sitten tällä hetkellä täytyy käyttää hyvin byrokratisia keinoja saada selville, onko henkilöllä rikosrekisteri vai ei. Itse asiassa pitää tehdä vaikka kuinka monta, itse asiassa 27 kyselyä kaikista jäsenvaltioista ja välttämättä ei saa vastausta. Ja näin ulkomaalaiset, joilla on rikosrekisteri, pääsevät vapaalle. Ja sen vuoksi meidän täytyisi saada tietää, tarkkaan nämä aikaisemmat äh, tuomiot. Ulkomaalaista, jolla on rikollinen äh, tausta, niin heitä täytyy, heitä täytyy kohdella samalla tavalla kuin EU-kansalaisia, jolla on rikollinen tausta. Meidän täytyy sopeuttaa EU-lainsäädäntöä niin, että äh, me voimme yksinkertaistaa tietojen vaihtoa rikoksista ja tuomioista ja nimenomaan ulkomaalaisten kohdalla jos viranoma- eh, niin, että viranomaiset voivat nopeasti pyytää tätä informaatiota. Tällä asetuksella on paljon lisäarvoa ja se osoittaa, miten EU tuo lisäarvoa. Me olemme tyytyväisiä tästä. Esimerkiksi henkilön sormenjäljet otetaan niin, että voidaan helpommin identifioida henkilö ja myös kaksoiskansalaisuus otetaan mukaan tähän tietokantaan ja me tuemme tätä lainsäädäntöä. Mulțumim arvoisa Mlinar, 30. puhemies hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Antakaa minun aloittaa kiittämällä esittelijämme eh, jäsen Daltonia ja kaikkia muita, jotka ovat olleet mukana tässä hyvin monimutkaisessa eh, arkaluontoisessa asiassa. Itse asiassa me olemme kulkeneet pitkän tien, että olemme päässeet tähän tilanteeseen ja olen hyvin pahoillani todetessani, etten voi tukea tämän trilogin tulosta asetuksen osalta. Olen syvästi pettynyt päätökseen ottaa kaksoiskansalaiset mukaan ECRIS-TCN-järjestelmään aivan alusta lähtien. Tämä oli aivan selkeästi sellainen asia, jota ei voi hyväksyä, eikä myöskään Alden varjoesittelijä. On hyvin huolestuttavaa, ettei neuvosto onnistunut perustelemaan, mikä tarve ja suhteellisuus on näin pitkälle menemässä toimessa. Tämä vain osoittaa sen, että heidän argumenttinsa siitä, että kaksoiskansalaiset pyrkivät eh, piilottelemaan Euroopan unionin kansalaisuuttaan, on väärä. Tämä luo erilaisen tilanteen Euroopan unionin, kolmansien maiden ja kaksoiskansalaisten välille. Tämä on syrjivää, tämä on erottelevaa kohtelua ja kaikella kunnioituksella tämähän on nyt vaihtoehtoisia tosiasioita. ECRIS-TCN ei kunnioita perusoikeuksia syrjimättömyyden osalta ja rikkoo unionin ensisijaista lainsäädäntöä. Jos ECRIS-TCN tässä muodossa nyt hyväksytään, iso määrä unionin kansalaisia ensimmäisen kerran tulee kohdelluksi Euroopan, ei Euroopan unionin kansalaisina, vaan kolmansien maiden kansalaisina lain edessä. Tämä luo de facto toisen ja ensimmäisen luokan kansalaisia. Minä kehottaisin, että muutkin ryhmät tätä vastustavat, kuten minä. O minute. Edustaja Frans, kaksi minuuttia. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät äh, kollegat, tässä meillä on kysymys EUn äh, laajuisesta äh, tietokannasta – jota me emme suoraan hylänny, kuten esimerkiksi tuomioistuin aikoinaan hylkäsi tämän matkustajatietojen keräyksen. Ekriksessä ei ole kysymys tietojen massakeruusta, vaan siitä, että saadaan vaihdettua tietoja tuomituista rikollisista. Tämä indeksi on jo olemassa EUn kansalaisille – ja nyt sitten vihdoinkin tämä otetaan käyttöön myös äh, kolmansien maiden kansalaisille, jotka on tuomittu äh, EU-ssa. Se on vain oikein. Ja siitä huolimatta me emme kuitenkaan voi tätä lopputulosta enää hyväksyä. ECRIS kolmansien maiden kansalaisille, niin kuin se nyt on päätetty, ja äh, kuten se kollega Dalton äh, teki vastoin koordinaattoreiden äh, suosituksia, koska tämä ei nimittäin johda tasa-arvoiseen kohteluun kolmas, kolmansien maiden kansalaisten suuntaan, vaan tässä tulee kaksinaiskäytäntö. Jos EU-kansalaisilta otetaan sormenjäljet ekrisiin, niin kun se heidät on tuomittu, niin kolmansien maiden kansalaisilta otetaan aina nämä sormenjäljet. Ja tämä johtaa tällaisen hyvin laajan biometrisen tietokannan rakentamiseen kolmansista maista tuleville kansalaisille ja me emme hyväksy tätä kaksoiskansalaisuuden omaavat, eli siis EU-kansalaisuus ja kolmannen maan kansalaisuus, heitä koskee sekä ECRIS että ECRIS TCN ja äh, tavallaan varmuuden vuoksi kerätään heidän tietonsa kahteen tietokantaan. Joten tämä tarkoittaa sitä, että yksi EUn kansalainen on eri asemassa kuin toinen kansalainen ja tämä rikkoo kansalaisuuden perusteella te- syrjimättömyyttä vastaan. Eli tämä lopputulos tällaisenään ei ole tarpeeksi, tarpeeksi hyvä. Kolmansien maiden kansalaisten ja kaksoiskansalaisten syrjintää emme voi hyväksyä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Ferreira ei ole paikalla. Jos hän tulee, hän saa puhua. Edustaja Radev, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa komission ja sen kollegat. Kun ajatellaan terrorismin uhkaa Euroopassa viimeisten vuosien aikana, turvallisuudesta on tullut erittäin tärkeä asia Euroopan kansalaisille ja myös meille lainsäätäjille. Meillä on velvollisuus taata, että kaikkialla Euroopassa on turvallista. Viime vuosien aikana on tehty toimia turvallisuuden parantamiseksi. Yksi näistä toimista on ollut ECRIS TCN-järjestelmä, järjestelmä, joka pitäisi tänään täällä hyväksyä. Järjestelmä on jo olemassa, joka kattaa EU-kansalaiset, mutta sellainen järjestelmä, joka kattaa myöskin kolmansien maiden kansalaiset, on, on ollut todella aukko EUn sisäisessä turvallisuudessa. Tehokas tietojen vaihto äh, kaikista äh, kolmansien maiden kansalaisten äh, tuomioista, ja jotka EU-tuomioistuimet ovat antaneet, niin on asia, joka osoittaa, että kukaan ei voi pakoilla tuomioita EU-maista toiseen. Vapaa liikkuvuus ei millään lailla siis päästä ketään vastuusta, vaan kaikki EU-ssa asuvat kansalaisuudesta riippumatta joutuvat noudattamaan kansallista ja EU-lainsäädäntöä. Jos näin ei ole, niin silloin he joutuvat kohtaamaan seuraamukset siellä, missä he ovatkaan. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni on luotu ja pitkään toiminut turvallisuuden alueena, mutta talous- ja maahanmuuttokriisin tilanteessa se ei ole onnistunut suojelemaan kansalaisiaan ulkoiselta ja sisäiseltä vaaralta. Usein säästöjä tehtiin väärässä paikassa ja monenlaisia terroristeja ja äärihenkilöitä päästettiin Eurooppaan ihmisoikeuksien nimessä. Reaktio on ollut laimea ja vasta sen jälkeen, kun ihmisiä on jo loukattu. Nyt meillä on uusi väline käytössämme. Nämä kaksi ehdotusta, jotka ovat nyt käsittelyssämme tänään, vahvistaisivat teknistä yhteistyötä ja tekisivät toimivaltaisille viranomaisille mahdolliseksi tehdä nopeasti päätöksiä. Ja tämä myöskin vahvistaisi turvallisuusviranomaisten toimintaa. Toivon, että tässä poliitikot eivät seiso Euroopan kansalaisten suojaamisen tiellä. Kiitoksia. Kiitos ja sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaan. Edustaja Drojewski. członkiem Komisji do Spraw Terroryzmu zwracam uwagę na istniejące liczne... Kiitos. Minä olin... Minä kiinnitin meppien huomiota moniin asioihin, jotka ovat kriittisiä liittyen Euroopan kansalaisten turvallisuuteen. Ja olen iloinen, että yksi näistä porsaanreijistä suljetaan nyt. Me äänestämme kahdesta esityksestä tässä asiassa. Yhtäältä me suljemme tämän porsaareijan ja toisaalta me ajantasaistamme tätä rekisteriä, joka on niin tärkeää heille, jotka toimivat turvallisuusasioiden välissä. Joten minusta meidän tulisi äänestää tämän puolesta suurella enemmistöllä. Kiitos. Edustaja Joana ei ole paikalla. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Tietojärjestelmä, ECRIS-järjestelmä on jo olemassa, sillä tätä tietojen vaihto, kun kysymys on tuomioista, jotka on annettu Euroopan unionin kansalaisille, on siis aivan loogista, että tämä laajennetaan myöskin kolmansien maiden kansalaisiin, koska ei voida ajatellakaan, että kolmansien maiden kansalaiset saavat paremman kohtelun kuin EU-kansalaiset. Mutta sama pätee myöskin kaksoiskansalaisuuden omaaviin henkilöihin. Ja haluan tässä kollegoille todeta, että kaksoiskansalaisuus tuo myöskin kaksoisvelvollisuuksia ja pelkästään vain oikeuksia. Ja tämä tietysti on hyvin tärkeä asia ottaa kysymykseen kaksoiskansalaisuuden kautta. Siis tämä johtaa siihen, että näiden henkilöiden täytyy sitten niitä velvoitteita ja oikeuksia noudattaa, jotka hänellä tätä myötä sitten tulevat. Procedura Doamna näin päättyy menettely ilman puhelista. Puhe, seuraavaksi komissio se Jourova. Kiitos puhemies. Ensin haluaisin kommentoida sitä, että olen samaa mieltä, että tämä on hyvin arkaluonteinen, mutta samanaikaisesti tärkeä asia, asia, joka liittyy EUn kansalaisiin ja kolmansiin kansalaisiin. Komission osalta oli erittäin tärkeää, että ECRIS-TCN-järjestelmään otetaan kaikki kolmansien maiden kansalaiset, myös ne, joilla on kaksoiskansalaisuus, koska muuten me jättäisimme tärkeän porsaanreijän ja heikentäisimme tämän ehdotuksen tavoitetta. Meidän täytyy välttää sitä, että äh, rikolliset äh, pelaavat eri kansalaisuuksilla äh, piilottaakseen äh, rikollisia, äh, rikollista menneisyyttään. Eli siis ne, joilla on vain eu kansalaisuus ja joilla on myös kolmannen maan kansalaisuus, ovat tässä nyt samalla lailla mukana. Meistä tämä on oikeutettua niin, että voi, koska muutenhan joku voi käyttää äh, jompaa kumpaa kansalaisuutta, kun häntä tutkitaan tai syytetään. Ja esimerkiksi jos henkilö, josta on kysymys, on jo tuomittu esimerkiksi seksuaalirikoksuudesta TCN kansallisuuden alaisena, niin voi olla, että hän jatkossa käyttäisi vain EUn kansalaisuuttaan, kun hän hakee esimerkiksi työpaikkaa lasten parista toisessa jäsenvaltiossa. Se, että me jätämme ulkopuolelle EU- ja kolmannen maan kansalaiset kaksoiskansalaisuudet johtaisi siihen, että jotkut henkilöt, joilla on rikollinen tausta, he eh, pitäisivät salassa eh, tämän kolmannen maan kansalaisuutensa ja siellä saadun tuomion. Eh, hyvät jäsenet, kiitos teidän puheenvuoroistanne, mutta rohkaisisin teitä äänestämään tämän kompromissitekstin puolesta, molempien tekstien puolesta koska tämä uusi järjestelmä on hyvin tärkeä lisää EUn turvallisuudelle ja EUn oikeudelliselle alueelle. Kiitos. Dalton. Sitten eh, edustaja Dalton. Mr. President, well, I... Puhemies, haluaisin kiittää kollegoja heidän puheenvuoroistaan ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tehneet tämän asian parissa töitä. Me olemme tehneet hyvin paljon työtä ja tämä oli pitkä prosessi, joten haluaisin teitä kaikkia kiittää ja Havie Nieto Parisia erityisesti äh, minun neuvonantajani ja Harriet Katia toimistostani. He ovat tehneet pitkään töitä asian parissa. Me tulee kaksoiskansalaisuuteen toistan argumentteni äh, oikeudellinen yksikkö on vahvistanut sen, että tämä ei ole syrjivä menettely. Minä olen halunnut erityisesti varmistaa sen, ettei syrjimä, että syrjimättömyys toteutuu. Ja me olemme tehneet tekstin parissa töitä. Mitään syrjintää ei ollut. Aldo-ryhmä, erityisesti edustaja Mielnar, jonka kanssa teimme hyvin läheistä työtä ja jota arvostan suuresti, on mielestäni kuitenkin erehtynyt se, että me keräämme sormeilta kaikilta Euroopan unionin kansalaisilta varmistaa sen, että kaikkien kohtelu on aivan samaa, olipa jollakin sitten toinen kansalaisuus. Meillä ei ole mitään toisen luokan kansalaisia vielä. Nyt jos joku haluaa poliittista välineitä tässä käyttää ja käydä akateemista keskustelua määritelmistä sen sijaan, että suojelee kansalaisiamme tai pyrkii tekemään unionista turvallisemman, en voi sille mitään, mutta täytyy selventää se, että tässä he pyrkivät estämään sitä, että kolmansien maiden kansalaisten tuomioita ei saada tietoon Euroopan unionissa. Tämä luo riskejä esimerkiksi terrorismin osalta. Nämä ovat tuomittuja rikollisia, muistakaa se. Tässä on yksi peruskysymys siis. Uskotteko todellakin, että ei Euroopan unionin kansalaiset, rikolliset saisivat peitellä rikollista menneisyyttä, kun kansalaiset eivät näin voi tehdä. En ole kyllä tätä mieltä. Kiitos. Aceasta dezbaterea comună este închisă. Votarea va avea loc mâine. Paljon kiitoksia. Näin pääsemme keskustelun päätökseen. Äänestynyt esitys käydään huomenna. Siirrän nyt seuraavan asian esityslistallamme. Edustaja Shörvan mietintö koskien Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaa ohjelmaa. Aloitamme antamalla esittelijälle edustaja Shodrovalle mm, puheenvuoro. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Being it up, but yeah. it's okay. Good. Damna Shodrova. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos Rakkaat kollegat, arvoisa komission jäsen, kuusi kuukautta on kulunut siitä, kun viimeksi kokoonnumme tänne keskustelemaan EUn solidaarisuusjoukoista vuosista 2028 saakka. Ja nyt kysymys on entistä vahvemmasta ohjelmasta. Tämä meidän tehtävämme oli varsin mutkikas, koska emme pystyneet vielä toimenpanon ajankohtaa tässä vaiheessa sopimaan, koska sellaista päivämäärää ei ollut saatavilla. Ja nyt sitten kuitenkin sidosryhmien kanssa olemme pystyneet ottamaan ottaa, olemme pystyneet ottamaan huomioon osa-alueet, joita voimme parantaa. Ja kaikki poliittiset ryhmät ovat myöskin varjoesittelijöiden kautta pystyneet myötävaikuttamaan tähän äh, asiaan. Äh, haluan kiittää heitä siitä 332 tarkistusta ja neljän valiokunnan lausunnot äh, ovat tästä tuloksena ja hyvin paljon ajatuksia siis tehtiin. Huolimatta kaikesta tästä työmäärästä pääsimme laajaan enemmistöön ja vain yksi ääni vastaan ja yksi ääni tyhjää oli äänestyksen lopputulos. Muutoin tämä hyväksyttiin. Ja Kysymys on siitä, että miljardi 260 miljoonaa euroa on se summa, joka hyväksyttiin. Ja on hyvin tärkeää, että nyt voimme todella 350 000 osallistujalle seitsemän vuoden aikana on nyt hyvin tärkeää, että voimme laatia tärkeät tavoitteet. On mahdollisuus tätä kautta saada äh, lisää vapaaehtoisia mukaan äh, EU-sta ja äh, erityisesti vaikkapa humanitaarisia kriisejä tukemaan kolmansissa maissa. Tällä tavalla voimme osoittaa EUn solidaarisuutta muun muassa näitä kolmansia maita kohtaan. Ja jotta tämä olisi todellinen menestys ja jotta tämä saisi paljon lisää näkyvyyttä, niin kuin keskustelin nuorten kanssa, niin vaikka he olivat mukana nuorisojärjestöissä, niin he eivät ole tietoisia koko tästä ohjelmasta, joten uskon, että äh, me voisimme käyttää vaikkapa näitä jo osallistuneita henkilöitä, jotta he voisivat levittää tietoja vaikkapa kouluissa tai näissä järjestöissä ja äh, valistaa muita ja parata äh, tietoisuutta tästä ohjelmasta. Ohjelmaa pitäisi myöskin edistää vaikkapa sosiaalisen median kautta. Ehdotamme myöskin että olisi erityinen solidaarisuusjoukkojen päivä, joka myöskin liittyisi tietoisuuden levittämiseen, jotta näkyvyyttä parannettaisiin voitaisiin pyrkiä ottamaan mukaan myöskin lisää solidarisuusalan järjestöjä mukaan, jotta ne voisivat tulla myöskin osallistuviksi järjestöiksi. Emme myöskään tietenkään saa laatua unohtaa määrällisyyden kustallisuudella vaan meidän täytyy todella toimia laadukkaasti ja pyrkiä todella vastaamaan nuorten ihmisten odotuksiin. On tärkeää, että laatumerkit myöskin eriytetään. On hyvin tärkeää, että sidosryhmille voidaan myöskin antaa lisää tilaa äh, siinä, kun tätä ohjelmaa pannaan täytäntöön. Ei pidä unohtaa, että että äh, solidarisuusjoukot erityisesti äh, liittyvät nuoriin ihmisiin ja periaatteessa ohjelma pitäisi olla sellainen, että siihen voivat osallistua nuoret aina 30 vuoden ikään saakka. Tarkoituksena on kuitenkin erityisesti saada lisää nuoria mukaan solidarisuustoimintaan ja edistää nuorten osallistumista kaiken kaikkiaan. Meidän on taattava, että tämä ohjelma myöskin suuntautuu niille nuorille, jotka tulevat huonommista lähtökohdista. Mielestäni neuvotteluissa neuvoston kanssa meillä on oikein hyvä pohja ja uskon, että täytäntöönpanoon päästään ja myöskin lasken sen varan, että komissio tätä vielä jatkossa tukee. Tämä todella on hyvin tärkeä pohja vapaaehtoistyölle Euroopan unionissa ja uskon, että sen pitäisi olla tärkeä muiden EUn ohjelmien joukossa. Haluan vielä kiittää kaikkia kollegoita ja Odotan vielä muita jatkuvia keskusteluja, jotta äänestys myöskin tulisi olemaan menestys. Kiitos. Doamna Teo Harus din parte. Kiitos. Sitten edustaja Teo Karus DV-valiokunnan puolesta. Kiitos puhemies. Eurooppalaista Tällaisten joukkojen perustaminen merkitsee paljon vapaaehtoistyölle EUn nuorison joukossa. Se antaa nuorisolle mahdollisuuden osallistua erilaisiin projekteihin, esimerkiksi humanitaarisissa katastrofeissa mutta me vetoaisimme, että ei käytettäisi 30 vuoden kynnystä rajana, vaan meidän pitäisi antaa mahdollisuus myös kokeneemmille ihmisille osallistua, koska välillä tarvitsemme erityisosaamista ja tietoa. Mutta minulla on myös hieman huolenaiheita budjetin suhteen monilta osin. Meidän valiokuntamme nimissä olemme esittäneet tarkistuksia, jotta voimme varmistaa, rahoitusta kaikenlaisille toimille. Aikaisempien vapaaehtoisohjelmien ähm, huonot puolet äh, on saatava lopetettua ja meidän on saatava tämä toimimaan liittyen myös esimerkiksi osallistujien laatuun. Minä tiedän, että ne suuret asiat, joita meillä on ollut, ovat, on nimenomaan byrokratiaa ja toivon mukaan tätä menettelyä yksinkertaistetaan. No, Edustaja Klyn, yksi minuutti. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, olen iloinen ollessani täällä keskustelemassa Euroopan solidarisuusjoukoista kanssanne tänään. Tämä ohjelma on vielä melkoisen nuori, mutta se jatka, ö, kasvaa nopeasti ja nuoret ympäri Euroopan innoissaan ovat lähdössä mukaan. Euroopan solidarisuusjoukoilla on potentiaalia muuttua uudeksi ikoniseksi ohjelmaksi, kuten Erasmus-ohjelma. Solidarisuus kansalaisten ja jäsenmaiden välillä on yksi avainarvoista, joille unionimme rakentuu. Solidarisuusjoukot tarjoavat nuorille mahdollisuuksia elää tätä solidarisuutta ja antaa esimerkkejä siitä, mitä eurooppalaisuus on. He innoissaan ovat tarttumassa näihin mahdollisuuksiin. 130 000 nuorta on nyt tarttunut tähän mahdollisuukseen ja lähes 12 000 näistä on jo aloittanut solidaarisuustoimet. Tämä osoittaa, että ohjelma vastaa aivan selvään tarpeeseen kentällä. Nuoret tekevät päätöksiä, ja tukevat yksilöitä ja koko yhteisöjä, jotka apua tarvitsevat. Tästä syystä kesäkuussa 2018 komissio ehdotti, että jatkamme ja laajennamme eurooppalaisia solidaarisuusjoukkoja tulevassa monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Me haluamme säilyttää nykyohjelman perusmallin, mutta laajennamme vuoden 2020 jälkeen sen äh, sovellusalaa niin, että humanitaarisen avun hankkeet Euroopan unionin rajojen ulkopuolella tulisivat mukaan. Haluaisin ilmaista kiitokseni sille suurelle sitoumukselle, jota edustaja Shoidrova ja varjoesittelijät ovat osoittaneet tämän työn eteenpäin saattamiseksi. Haluaisin myöskin herra Teokaloksta kiittää hänen työstään kehitysvaliokunnan esittelijänä. Hän on erityisesti tarkastellut uusia humanitaarisen avun operaatioita. Komissio toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin vahvan tuen aloitteelle ja ottaa huomioon ne monet tarkistukset, joita parlamentti on esittänyt. On hienoa, että meillä on yhteisymmärrys lähestulkoon kaikin ohjelman ulottuvuuksien suhteen. Yksi tärkeä asia, jossa olemme eri mieltä, jossa meidän täytyy vielä yksi ymmärrys löytää, on humanitaarisen avun ulottuvuus ja teidän toiveenne avata tämä ulottuvuus kaikkien ikäisille henkilöille. Haluaisin korostaa sitä, että solidarisuusjoukot ovat nuoriso-ohjelmat. Ne on nimenomaan räätälöity antamaan uusia mahdollisuuksia nuorelle sukupolvelle ja palvelemaan heidän toiveitaan ja unelmiaan. Tarkoituksena on antaa kaikki nämä mahdollisuudet yhdestä paikasta. Itse asiassa ohjelman toimet on rajattu 30-vuotiaisiin nuoriin asti hyvästä syystä, jotta he pääsisivät siirtymään aikuisuuteen ja riippumattomuuteen ja siirtymään myöskin työmarkkinoille niin, että heillä on kokemusta solidarisuusjoukoista. Tämä 30 ei ole mikään sattumanvarainen ikä tiedon mukaan tämän iän jälkeen suurin osa henkilöistä on asettautunut elämäänsä urilleen työelämässä ja perheelämässä. Ikärajan purkaminen tarkoittaisi sitä, että me veisimme mahdollisuuksia nuorilta ja vaarana olisi se, että ohjelma toimii työn korvaajana. Tämän lisäksi uusi humanitaarinen ulottuvuus vain 4500 näistä 350 000 mahdollisuudesta kattaa, joita me haluamme solidarisuusjoukkojen alla tarjota seitsemän vuoden aikana ja vain 500 näistä on arvioitu sellaisiksi, että niihin tarttuvat alle 30-vuotiaat henkilöt. Se, että meillä on erilaisia valintakriteerejä näin pienessä määrässä toimia, loisi aivan suhteetonta hallinnollista lisätaakkaa ja tekisi asian vielä monimutkaisemmaksi. Se saattaisi lannistaa niitä, joita me haluaisimme ennen kaikkea tukea, nimittäin nuoria, joten vetoan sen puolesta, että te säilyttäisitte eurooppalaiset solidarisuusjoukot todellisena ohjelmana. Kuitenkin joka tapauksessa komissio ja neuvosto ovat valmiita aloittamaan neuvottelut kanssanne heti. Tämä on minun henkilökohtainen sitoumukseni ja tarjoukseni teille. Olen valmis tekemään nykyisen vaalikauden loppuun asti työtä kanssanne. Ensimmäisen käsittelyn sopimuksissa jo käsiteltiin monia tulevaisuuden hankkeita. Olisi harmi, jos tämä uusi lippulaivahanke, solidarisuusjoukot nuorille, jäisi nyt sivuun. Olen varma, että hyvä kompromissi nykyisen asetuksen mukaan, se joka vasta hiljattain luotiin, auttaisi hyvin paljon. Komissio pyrkii tekemään kaikki valmistelut, että voisimme varmistaa sen, että ohjelma voidaan täysin tehokkaasti toimeenpanna heti 2021 lähtien. Mikä vielä tärkeämpää, tämä olisi selkeä viesti nuorille eurooppalaisille sukupolville, siitä, että heihin investoiminen on yhä meidän prioriteettejamme ja että haluamme tehdä kaiken mahdollisen, että he pääsisivät parhaalla mahdollisella tavalla nauttimaan elämästään ja rakentamaan tulevaisuutta ajatellen paremmaa Eurooppaa. Kiitoksia. Kiitokset komission jäsen Navracic. Seuraavaksi edustaja Völken yksi minuutti budjettivaliokunnan nimissä. Arvon puhemies, komission jäsen, Äh, hyvät nuoret ihmiset, jotka ovat tuolla lehtereillä. Vuodesta 2016 lähtien, äh, kiitos eurooppalaisten solidarisuusjoukkojen, nuoret ihmiset saavat mahdollisuuden tuoda oma kortensa kekoon äh, vapaaehtoisen työn tai harjoittelun kautta osoittaa solidaarisuutensa. Tämä on enemmän kuin vain vapaaehtoispaikka, vaan tällä on myös rajat ylittävä identiteetti ja arvot. Ja sen vuoksi on tärkeää, että seuraavalla jaksolla saamme 1,2 miljardia euroa nuorten ihmisten puolesta ja että tätä ohjelmaa tuetaan. Tässä vaiheessa me tarvitsemme enemmän nuoria eurooppalaisia, jotka elävät solidaarisuutta ja demokratiaa. Ja sen vuoksi minusta on hienoa, että nuoret äh, koko Euroopassa lähtevät äh, kadulle äh, osoittamaan mieltään ilmastonmuutoksen puolesta. Nuoret ihmiset eivät ole mitään robotteja ja sen vuoksi me tuemme tätä ohjelmaa, koska se on Euroopan unionin tulevaisuus. Kiitokset edustaja Maletic. Yksi minuutti Regi-valiokunnan nimissä. Mike. Mikrofoni. Zahvaljujem predsjedavajući, čestitam izvjestiteljima. Kiitos puhemies. Onnittelut esittelijälle. Nuoret usein miettivät, kuinka toimia vapaaehtoisena. He haluaisivat auttaa äh, ihmisiä vapaa-aikanaan, olipa kysymys sitten äh, kansallisista katastrofeista, luonnon eh, mullistuksista tai sitten muista humanitaarisista toimista. Olen todella iloinen siis, että vuoden 2027 budjetissa on lisää varoja eh, tälle ohjelmalle 1,5 1,3 miljardia euroa on lähestulkoon kolminkertaistanut edellisen summan. Tarkoituksena on nyt sitten yksinkertaista osallistumisen sääntöjä ja sen takia olen ehdottanut myöskin yksinkertaistettua menetelmää, kuinka lasketaan osallistujien kulut ja että myöskin kaikki kulut, jotka koituvat osallistumisesta korvataisiin. Kyse on siitä, että osallistujia ovat nuoret, se on tärkeää, mutta hyvin tärkeää on, että kysymys on sellaisista nuorista, jotka eivät ole missään koulutuksellisessa toiminnassa mukana. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Edustaja Drodjevski, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Eurooppalaiset solidarisuusjoukot ovat tarjous nuorille ihmisille Euroopassa joukot pohjaavat äh, meidän kokemukseemme muiden ohjelmien toimeenpanosta, ja tämä on hyvin myönteinen asia. Tämän ansiosta voimme vähentää byrokratiaa, voimme hallinnollisia kuluja vähentää ja voimme tarjota enemmän läpinäkyvyyttä. Voimme myöskin tehdä vapaaehtoisten työstä joustavampaa. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota kahteen asiaan, jotka ovat minulle ratkaisevan tärkeitä. Ei ole epäilystäkään sitä, etteikö tätä ohjelmaa pitäisi tukea. Mutta siitä pitäisi myöskin viestiä nuorille. Nuorten pitäisi saada tietää, mistä on kyse ja minkälaisia mahdollisuuksia ohjelma tarjoaa. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on jo talousarvio tulevaksi seitsemäksi vuodeksi, mutta toimeenpano on kaikkein suurin haaste tässä yhteydessä. Me tulemme näkemään, voimmeko me nämä haasteet ratkaista. Haluaisin myöskin onnitella esittelijää, sillä meillä oli yli 300 tarkistusta. Joka tapauksessa asiakirja on hyvä. Voimme äänestää huomenna ilman ongelmia. Ostaa se ia cuvântul pentru 3 minute ja 30 sekuntia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä Shoidrova, hyvät varjoesittelijät. Olen sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää antaa viesti Euroopan kansalaisille. Kaksi hyvin tärkeää viestiä koskien Eurooppaa ja erityisesti solidarisuutta ja aktiivisuutta. Ja meidän pitäisi pyrkiä tekemään tästä erityisesti nuorille jotakin tyypillistä. Tulevina seitsemänä vuonna meidän pitää hyötyä siitä kokemuksesta, jota meillä jo on. Tähän kuuluu eurooppalainen ähm, vapaaehtoisuuspalvelu, jossa meillä on ollut 100 äh, 000 nuorta mukana. Meidän pitäisi olla vielä kunnianhimoisia äh, minä olen SND-ryhmän puolesta solidarisuusjoukkoasiassa varjoesittelijänä ja meidän pitäisi nyt mennä eteenpäin. Me olemme nyt esittelemässä uutta ohjelmaa uuteen monivuotuisen rahoituskehykseen ja toivon, että ministerit voisivat hyväksyä tämän ehdotuksen myöskin parlamentin talousarvio ehdotuksen mukaisesti. Tässä 77 prosenttia rahoituksesta menisi alle 30-vuotiaille nuorille heidän solidarisuustoimintaansa. Ja joka tapauksessa tämä on aina voittoa tavoittelematonta toimintaa ja loppurahoitusosuus menee humanitaariseen toimintaan. Kyseessä on poliittinen hanke, josta meidän pitäisi todellakin kertoa paljon nuorille. He eivät tätä tunne. Olisi mielestäni tärkeää tuoda esiin se tosiasia, että symbolisesti tässä on hyvin suuri merkitys kyseessä. Minä äh, olen Nursiassa tavannut äh, 12 maasta tulleita nuoria vapaaehtoisia. He tekevät valtavan hienoa työtä ja meillä on jo yli 12 000 kirjoittautunutta tämän verkkoalustan myötä. Äh, he tulevat äh, tukemaan paikallisyhteisöjä, maahanmuuttajia, kulttuuriperintöä. On tärkeää, että äh, tulevina seitsemän vuonna tämä yli miljardin rahoitusosuus tuo esiin ähm, sen, mikä tärkeä tarve meillä on olemassa, mutta erityisesti sen, kuinka tärkeä tämä nuorten kehityksen kannalta, kansalaisen, kansalaiskehityksen kannalta. Meidän pitää tarjota nuorille mahdollisuuksia, myöskin niille nuorille, joilla on vamma tai koulussa hankaluuksia. Ja tässä yhteydessä täytyy myöskin ö, marginaaliin joutuneet nuoret ottaa huomioon ja maahan muuttajat. Tässä on muutamia hyvin tärkeitä asioita. Ensimmäinen näistä on kokemuksen eurooppalainen ulottuvuus. Tällä pitää olla kansainvälinen ulottuvuus. Kyseessä ei ole vain vapaaehtoisuus, vaan se, että me tuemme niitä maita, jotka eivät itse tähän pysty. Meillä on siis rajat ylittävä ulottuvuus kyseessä ja erityisesti se, että me olemme ottaneet mukaan myöskin yrityssektorin edustajia, mutta aina niin, ettei voittoa tavoitella. Ja tässä on pyrkimyksenä monimuotoistaminen. Uskoakseni tämä on uudenlainen kokemus, joka ikään kuin ottaa parhaat mallit menneisyydestä, mutta myöskin osoittaa, että me haluamme kansalaisuutta rakentaa alhaalta päin. Me usein puhumme tästä toimielimistä muutoksista, eurooppalaisuuden rakentamisesta ja aktiivisen kansalaisuuden rakentamisesta. Kiitoksia. Tuomna Bilbao Barandika. Seuraavaksi Bilbao Barandika, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, solidarisuusjoukot on uusi versio ja se todella edustaa kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita nuorilla on, jotta he voivat osallistua solidaarisuuden toteuttamiseen ja voimme olla tästä todella ylpeitä. Tämä on suuri ajatus, kuten myöskin Erasmus-ohjelma, koska silläkin tavalla luodaan mahdollisuuksia ja annetaan myöskin lisää resursseja ja voidaan myöskin tehdä vielä parempi arviointi siitä, kuinka nämä toimet toteutuvat, koko ihmiset ovat niistä hyötyä. Tämä on nyt tapa, jolla voimme tämän unionin arvoja toteuttaa käytännössä ja nuoret voivat olla osa yhteiskuntaa. Tätä tarvitaan meidän täytyy kuitenkin muistaa, että he tällä tavalla tutustuvat asioihin ja voivat toimia solidaarisemmin ja he saavat varmasti myöskin kansalaisina uudenlaisia kykyjä ja äh, voivat myöskin ymmärtää, mitä mahdollisuuksia heillä on. Vapaaehtoisuus ja solidaarisuus ovat tärkeitä asioita ja tällä tavalla äh, voidaan varmasti myöskin äh, nuorten tilannetta parantaa Hyvin tärkeää on myöskin osallistujien laatusertifikaatteja. Ne pitää ottaa huomioon ja myöskin kaikki järjestöt, jotka toimivat tämän ohjelman puitteissa, ovat hyvin merkittävässä asemassa tässä on kysymys toisaalta äh, ohjelman osallistujien osalta solidaarisuudesta, mutta myöskin siihen osallistuvien nuorten osalta kyse on solidaarisuudesta. Un minuutti Seuraavaksi edustaja Tryppel puolitoista minuuttia. Arvon komission jäsen, puhemies, hyvät kollegat. Tämä uusi ohjelma Erasmus Solidarisuusjoukot, sillä on mahdollisuudet tulla kaikkein suurimmaksi menestykseksi EU:ssa. Se vastaa nimittäin siihen kysymykseen, Äh, että me voimme tarjota enemmän solidaarisuutta. Kysymys on 18-30-vuotisista nuorista, jotka vapaaehtoisessa solidaarisuustoimissa pakolaisten, ympäristön, suojelun, ilmastopolitiikan, teatterin, äh, maahanmuuttajien joukossa tekevät, jossa heillä on itse myös ajatuksia siitä, mitä he voivat itse tehdä EUn puolesta. He oppivat kieliä, oppivat tuntemaan toisia maita, he oppivat empatiaa. Ja he oppivat myös pitämään unionia yhdessä ja samanaikaisesti tekevät myös jotain itselleen, nimittäin kehittävät omaa eh, persoonallisuuttaan. Tämä on oikeastaan tällainen win-win-tilanne. Euroopan eh, komissio on ehdottanut tätä ohjelmaa, 300, eh, joka oli 375 miljoonaa, että tästä lisätään 1,2 miljardiin Eli mm, tässä on hyvin selkeä poliittinen tahto, enemmän solidaarisuutta EU-ssa, en, tehdään enemmän nuorten puolesta. Ja sen vuoksi ihmiset oppivat myös näkemään, miksi siinä on järkeä, että tukee muita ihmisiä omassa yhteisössä, mutta myös muualla Euroopassa. Tämä on positiivinen asia ja tämä on solidaarinen asia, joten todellakin tuen tätä. Kiitos. Chuntis. Edustaja Chuntis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission aloite eurooppalaisista solidaarisuusjoukoista jälleen kerran osoittaa, että Euroopan unioni käyttää vapaaehtoisuutta ja solidaarisuutta kohdennettuna välineinä. Tämä on nyt eufemismi. Koko solidaarisuuden käsite tulee tässä väärinkäytetyksi todellisuudessa me pyrimme sanelemaan töitä tietyille nuorille. Tässä mukana on asiasta rahallisesti hyötyviä välikäsiä. Tarkoitus ei saa olla se, että hyödytään nuorista heidän työstään maksamatta. Meidän pitäisi rakentaa solidaarisuutta, aktivoida kansalaisia ja auttaa nuoria kehittämään asioita sen sijaan, että monikansallisia tahoja tuetaan. Eurooppalaiset solidaarisuusjoukot, hyvät kollegat, ovat jälleen kerran yksi liberaali hanke. Jälleen kerran Euroopan unioni osoittaa, että kun meillä on tarve vasta nuorten tarpeeseen saada työpaikkoja ja arvokkuutta mm, uusliberalistisen politiikan vuoksi, ratkaisu on tämä. Meidän ei pitäisi tällaista tilkkutäkkiä ryhtyä toimimaan. Etheridge, kaksi minuuttia. Thank you. Uh... Kiitos minkälainen parlamentin viikon alku olisikaan ilman, että meillä olisi tällainen uusi, varsin kallis, eh, tämmöinen vähän omituinen järjestelmä. On mukava olla taas täällä. Tuntuu siltä, että olen taas täällä eh, näiden asioiden parissa. Minusta tuntuu siltä, että nyt tässä ää, eh, toimitaan ää, vähän hullulla tavalla. Ää, tässä selvästikin saa lähteä tekemään jotakin työtä ja sitten saa myöskin rahaa käyttöönsä 1,3 miljardia. Äh, tässä on kiva puhua sitten taas näistä tiukkuustoimista. Ja äh, tämä raha käytetään tietysti siihen, että nämä vapaaehtoiset ovat tehdä mukavia juttuja ja hienoja asioita, kunhan sitten solidaarisuutta osataan, että ollaan kaikkia pieniä mukavia, hyviä eurooppalaisia ja tehdään kaikkia yhdessä. Ja tässä ei ole mitään salaisuutta, koska tämä on poliittinen ohjelma, solidaarisuutta yli rajojen ja näin poispäin, aivan ihanaa. Mutta on olemassa myöskin sellaista hyväntekeväisyystoimintaa, jossa voi tehdä hyvää työtä ilman, että on mitään tällaista poliittista näkökantaa ja tässä, kuten jo sanottiin, kysymys on Erasmuksesta. Kyllä toinen uusi Erasmus, toinen järjestelmä, joka puetaan hienoon pukuun, mutta jossa itse asiassa kysymys on EU-propagandasta, jonka läpi ei oikeastaan näe ollenkaan, että mistä on kysymys. Tällainen ajatus on juuri sellainen ajatus, joka huolestuttaa ihmisiä tässä, koska tällä tavalla halutaan syöttää ihmisille kaikenlaisia asioita, manipuloida hyvin varhaisessa iässä jo. Tämä on aivan hullua rahan hukkaa ja aivan loistava alku viikolle, viikolle niin tällä näiden juttujen perussa. Kiitos teille siitä. Pini. Hyväksyttekö sinit sen kortin Grappinilta? Olkaa hyvä Grappini stimate coleg ați uh, încercat. kiitos uh, hyvä kollega te puheenvuorollanne uh, vastustatte tätä ohjelmaa. Minä kysyn teiltä, mitä te tarkoitatte sitten solidaarisuudella? Uskotteko, että solidaarisuus on tarpeen? Te sanoitte, että tämä huolestuttaa ihmisiä. Miksi? Siksi, että tämä on hyvä ohjelma, jolla yritetään saada nuoret ihmiset vapaaehtoiseksi. Odotan teiltä vastausta. Kiitos. Solidaarisuuden näin vähän eri tavalla kuin te. Solidaarisuus pohjaa äh, EU-ssa siihen, että kaikki eurooppalaiset ovat yhtä ja he tekevät asioita yhdessä. Tarkoitan tätä solidaarisuudella, mutta nyt haluaisin nähdä kuitenkin, että kuinka oikealla tavalla käytetään sanaa solidaarisuus, kun on vaikeita aikoja, kun tehdään yhdessä asioita solidaarisuuden nimessä, mutta tämä solidaarisuus oikeastaan pohjaa individualismiin, kansallisvaltioihin ja kaikkiin niihin individualistisiin asioihin, jotka tekivät meidät suuri uhriksi menneisyydessä. Edustaja Papadakis, yksi minuutti. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει με όλα τα μέσα ενάντια στους λαούς. EU se, sekaantuu jälleen ihmisten elämään. Ja tämä solidarisuusjoukot on jälleen tällainen reaktiivinen väli jolla tuetaan sotilaallisia rakenteita Euroopassa. Se on työttömien armeija. Armeija, joka tulee keräämään kuolleita maahanmuuttajia, äh, jotka ovat äh, EUn ja sen liittolaisten katastrofaalisen politiikan tulos. Tämä armeija tulee työskentelemään lujaa ilmaiseksi. Joten tässä oikeastaan saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Eli tässä puhutaan solidaarisuudesta ja samanaikaisesti se tuo rahaa suurelle pääomalle. Guerrero Salom, un minuut 30 de sekunde. Ja sitten Guerrero Salom. Kiitos. Koska olen parlamentissa pysyvä esittelijä humanitaarisen avun osalta, pidän hyvin tervetulleena tätä asetusta, tätä ohjelmaa. Äh, tässä kysymys jo olemassa olevasta humanitaarisesta avusta, joka on ollut olemassa jo vuodesta 2014. Näillä kahdella osa-alueella voidaan yhdistää toisaalta äh, se tarve, joka meillä on vastata entistä kasvavimpiin humanitaarisiin kriiseihin, auttaa ihmisiä konflikteissa ja sodissa, mutta jotka myöskin johtuvat paljolti ilmastonmuutoksesta, kuivuudesta monessa maailman paikassa, luonnon katastrofeista, tulipalosta ja niin poispäin. Tämä puolin ja toisin tarve pohjaa siihen, että haluamme toimia solidaarisesti ja että nuoret haluavat toimia Euroopan unionissa solidaarisesti ja tällä tavalla he voivat äh, auttaa äh, niitä, jotka äh, kärsivät ja jotka tarvitsevat humanitaarista apua. Kun tässä kuuntelin ja sanottiin, että tässä on kysymys myöskin Erasmuksesta, niin Erasmus on varmasti parasta, mitä Euroopan unioni on saanut aikaiseksi, mutta tämä ei ole mikään Erasmus-ohjelma Erasmushan äh, auttaa nuoria, joilla on koulutusmahdollisuuksia, mutta tässä kysymys on solidaarisuudesta nuorten ja muiden kesken sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ovat tarvitsevia. Ja tässä on todella hyvin suuresta erosta kysymys. Thank you. Ms. Ward, for one minute, please. Kiitos ja edustaja Ward, yksi minuutti. The European Solidarity. Eurooppalaiset solidarisuusjoukot edustavat niitä arvoja, joille Euroopan unioni on rakennettu. Se on siis rauhan väline solidaarisuushanke, joka turvautuu nuorten potentiaaliin. Minä tuen tätä aloitetta ja olen hyvin tyytyväinen mietintöön sellaisena kuin siitä kulttuuri ja koulutusvaliokunnassa äänestettiin. Minä tuen myöskin suurempaa rahoitusosuutta niin, että tämä ohjelma olisi kaikkien eurooppalaisten nuorten saatavilla. Se, että voi osallistua nuorena solidarisuusjoukon toimintaan, saaden oikeanlaista tukea, antaa monenlaisia hyötyjä. Meillä on 17-30-vuotiaille mahdollisuus toimia aktiivisessa roolissa kriisien yhteydessä kehittää ammatillisia valmiuksia ja myöskin itsevalmiuden ja empatian kaltaisia ominaisuuksia. Brittiedustajana olen surullinen siitä, että nuoret vaalipiirini edustajat eivät voi tähän hienoon ohjelmaan osallistua Brexitin vuoksi. Tällaisina aikoina, joina niin monet nuoret tuntevat olevansa kaukana politiikasta, politiikasta. Eurooppalaisilla solidarisuusjoukoilla on mahdollisuus tuoda heidät lähemmäs yhteisöjä ja vahvistaa solidaarisuutta. Tämä ohjelma on jotakin, mikä voi muuttaa ihmisten elämää ja se on yksi niistä monista eduista, jonka Britannia saattaa menettää siksi, eh, mikä oli kansanäänestyksen tulos vuonna 2016. Tuollahan nuo vanhat ratkaisivat tämän tilanteen, eivät nuoret tulevaisuutensa eteen. Kiitoksia. Ja sitten yksi minuutti edustaja Neko uudet Euroopan solidaarisuusjoukot tuovat lisäarvoa nuorille seuraavana ohjelmakaudella. Mutta meidän täytyy huomioida kuitenkin kaksi asiaa. Yhtäältä meidän täytyy huolehtia siitä, että joukoilla on tarpeeksi kunnianhimoinen budjetti niin, että useimmat nuoret voisivat lähteä vapaaehtoisesti ja tuntea itsensä sosiaalisesti hyödylliseksi. Tämän tulisi olla myös kaikille nuorille avoin, riippumatta siitä, mistä he tulevat ja mikä heidän taloudellinen statuksensa on. Nuoret ihmiset, jotka ovat köyhiä tai asuvat äh, tuolla kaikkein kaukaisimmilla alueilla, heitä ei saa syrjiä niin kuin monissa muissa eurooppalaisissa ohjelmissa tehdään. Tämä tulee määrittelemään sen, onko tämä ohjelma menestyksekäs vai ei. Ja lopuksi vielä se, että lähdetään säätelemään vapaaehtoisuutta eu tasolla, johtaisi aikamoiseen lainsäädäntöön minun kotimaassani Bulgariassa. Bulgariassa tätä lainsäädäntöä on odotettu jo vuosikaudet ja toivon mukaan me emme jätä heitä jälleen kerran tyytymättömiksi. Kiitos. Siirrymme nyt menettelyyn ilman puhujalistaa. Edustaja Caputo. Grazie. Grazie. Kiitoksia puhemies kulttuurivaliokunnan käsittelemä mietintöteksti määrittelee solidaarisuuden kaikkien velvollisuuksena kaikkia kohtaan. Tämä toteutuu konkreettisin toimin. Eurooppalaiset solidaarisuusjoukot tavoittaisivat kaksi päämäärää. Ne tukisivat meidän arvojamme vapaaehtoisuuden kautta ja ne kasvattaisivat nuorten osallistumista ne, jotka tarvitsevat enemmän solidaarista, pääsevät tukemaan yhteiskunnallista kohesiota ja toimimaan aktiivisesti ulkomailla ja kotona. Sosiaalisen inkluusion tukeminen nuorten osalta – Tarkoittaa myöskin sitä, että tämä mahdollisuus tarjotaan esimerkiksi vammaisille nuorille tai niille, jotka ovat äh, syrjässä. Tämä kaikki pohjaa vapaaehtoisuuteen ja tämä on hyödyksi, ähm, koska nuoret saavat kokemusta tulevaa ammattielämää varten. Meillä on mahdollisuus äh, siis käyttää äh, erilaisia vapaaehtoisuus- ja harjoittelumalleja solidarisuuden toteuttamisessa. Kiitoksia. Edustaja Mari. Vapaaehtoisuus ja solidarisuus ovat hyvin tärkeitä arvoja nykyyhteiskunnissa kuitenkin, kun nyt pohditaan tätä ehdotusta solidaarisuusjoukoista, niin voidaan todeta, että tämä ei ole aivan sama asia, koska solidaarisuus tapahtuu ilman mitään palkkiota, mutta tässä äh, miljardi 260 miljoonaa euroa käytetään tämän solidaarisen toteuttamiseen. Siis tämä on palkallista solidaarisuutta äh, minä, tämä askarruttaa minua, koska kysymys kenties on kansalaisjärjestöistä, sellaisista järjestöistä, jotka toimivat vaikkapa pakolaiskriisien yhteydessä. Tämä on suuri kysymys Kreikassa ja monissa muissakin maissa ja voimme todeta, että tätä solidaarisuuden tunnetta käytetään hyväksi, jotta voidaan jatkaa tätä juhlaa, juhlaa joka tapahtuu muuttoliikkeen ja kaikkien muiden äh, toimien puitteissa. Jos nyt haluamme tällaisia toimia suitsia, niin nämä varat on käytettävä kuitenkin siihen, että nuorten työllisyyttä edistetään. Kiitos. Tämä päättää meidän keskustelumme ja nyt äh, komission jäsen Navracik saa vastata. It was very good to... Kiitoksia puhemies. Todellakin oli hienoa nähdä, kuinka laajaa tukea läpi koko parlamentin tämä aloite eurooppalaisten solidarisuusjoukkojen puolesta saa. Tämä on ollut hyvin menestyksellinen aloite. Jos me haluamme nykyisen rytmin säilyttää, meidän täytyy nyt edetä ja aloittaa äh, trilogi, jotta tämä onnistuminen myöskin äh, tulevalla monivuotisella rahoituskaudella toimisi. Haluaisin korostaa sitä, että komissio on valmis käynnistämään trilogineuvottelut mahdollisimman nopeasti ja pyytäisin teitä kumppaneidamme trilogissa toimimaan niin, että tästä tulisi menestystarina todellakin. Jälleen kerran haluaisin kiittää edustaja Soidrovaa hänen mietinnöstään haluaisin kiittää teidän tuestanne ja työstänne tämän projektin aikana. Kiitoksia. And I give the floor to... Kiitos komission jäsen ja sitten esittelijä vielä, edustaja Soidrova. merci monsieur. Kiitos, kiitos kollegat, arvoisa komission jäsen, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli erittäin hedelmällinen. Arvostan sitä, että olemme melkein äh, samaa mieltä kannoista ja myöskin parlamentin ehdottamat muutokset varmasti parantavat tätä ohjelmaa toivon mukaan. Neuvosto ottaa tämän myöskin sillä tavalla vastaan, että pääsemme sopuun, joka olisi kunnianhimoinen. Me varmasti kaikki toivomme, että Euroopan solidaarisuusjoukot antaa mahdollisuuksia vapaaehtoisille, jotka ovat hyvin korkealaatuisia, ja että myöskin osallistujat jatkavat sitoumustaan vapaaehtoisessa toiminnassa. Rakat kollegat, tämä eurooppalainen ohjelma voi todella tulla mahdollisuudeksi tuhansille eurooppalaisille nuorille luoda uusia sitoumuksia, tuoda uutta tietoa, uusia kokemuksia. Toivon mukaan soli, solidaarisuus ei pelkästään vain tuo vastuuta toimijoille, vaan myöskin näille vapaaehtoisille ja myöskin koko yhteiskunnalle. Tämä on tärkeää nuorille, mutta tämä on koko yhteiskunnalle hyvin tärkeä mahdollisuus. Solidaarisuutta ei pidä nähdä ylellisyystuotteena, vaan se äh, täytyy nähdä sellaisena asiana, jota kaikkien pitäisi elämässään ainakin kerran kokea. Ja uskon, että tämä äh, varmasti antaa myöskin mahdollisuuden toteuttaa tämän tavoitteen. Paljon, kiitosta, paljon kiitokset äh, siis tästä yhteistyöstä. Thank you, Madam Shoidrova. Kiitokset, edustaja Soidrova. Tämä päättää tämän keskustelun ja äänestys järjestetään huomenna. Sitten siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla, joka on yhteiskeskustelu kyberturvallisuudesta. Meillä on mietintö edustaja Niebleriltä EUn kyberturvallisuusasetus sekä edustaja Redan mietintö Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Meillä on komission jäsen paikalla, joten siirrymme suoraan keskusteluun ja annan puheenvuoron eh, edustaja Niblerille neljä minuuttia. Kiitos eh, puhemies, eh, komission jäsen arvon kollegat. Ensin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä kaikkien ryhmien varjoesittelijöiden kanssa, samoin kuin hyvästä yhteistyöstä intensiivisessä kolmikantaneuvottelussa komission kanssa jääkaapeista kahvinkeittimiin, eh, energiaverkkoihin, eh, liikenneinfrastruktuuriin. Kaikki on eh, verkotettua. Mitä se merkitsee meille? hyvät kollegat. Meille se merkitsee sitä, että kyberturvallisuus on ehkäpä yksi suurimpia poliittisia prioriteetteja Euroopassa. Muistan, että kaksi vuotta sitten meillä oli suuri kyberhyökkäys Wannacry, ja yli 100 000 IT-järjestelmää joutui iskun kohteeksi. Isossa Britanniassa isku tehtiin sairaaloihin ja se aiheutti todella pahaa haittaa ja samoin esimerkiksi Saksassa, Saksan äh, rautatiet äh, olivat pois äh, pelistä ja Espanjassa jotkut telekom Joten siinä näkee, mitä tällainen kansainvälinen kyberhyökkäys voi vaikuttaa koko Euroopassa ja miten dramaattista se voi olla. Ja sen vuoksi meidän täytyy valmistautua tällaisiin hyökkäyksiin. Jos ajatellaan sitä, mitä me olemme jo tehneet viime vuosina kyberturvallisuuden puolusta, myös Euroopan parlamentin tuella, uskon, että me olemme aika hyvin varautuneita. Meillä on eurooppalainen kyberturvallisuusstrategia, ja muutama vuosi sitten me hyväksyimme direktiivin kriittisestä infrastruktuurista ja huomenna me hyväksymme kyberturvallisuusasetuksen ja me tulemme myös äh, rakentamaan tällaisen äh, kyberturvallisuusvirastojen verkoston, mikä on erittäin tärkeää ajatellen kansainvälisiä haasteita. No mistä tässä nyt on kysymys, kun ajatellaan tätä turvallisuutta? ja turvallisuusvirastoa äh, Enissa Sitä me vahvistamme ja olen iloinen siitä, että komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen. Enisa-virastoa tullaan vahvistamaan sekä henkilökunnan että rahoituksen osalta ja Euroopan parlamentti eh, on, eh, me haluamme antaa tälle Enisalle vielä enemmän eh, toimivaltuuksia tietyissä kriittisissä asioissa, kun keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Me haluamme vahvaa, vahvoja kansallisia kyberturvallisuusvirastoja, mutta me haluamme, että Enisa Enisaa vahvistetaan myös, joka osoittaa sitä, että että me haluamme, että se koordinoi kansallisia äh, virastoja, mutta että sillä on myös äh, omia toimivaltuuksia esimerkiksi sertifioinnin suhteen. Me haluamme eurooppalaisen rollout-sertifioinnin. Tämä olisi suuri etu myös äh, meidän teollisuudellemme, kun ei, sertifiointeja ei ole vain yhdessä maassa, vaan koko Euroopassa. Meillä täällä parlamentissa oli myös tärkeää, että Äh, saamme äh, tämän kor, kor, tällaiset äh, uudenlaiset järjestelmät näille varmuustasoille ja myös älylaitteille ja että niissä on myös enemmän kuluttajainformaatiota. Kuluttajan täytyy tietää, onko hänen laitteensa turvallinen ja kuluttajan täytyy myös tietää, millä tavalla hän käyttää tätä laitetta turvallisella tavalla ja tämä sitten otettiin mukaan kolmikantaneuvotteluissa. Tässä minä olisin mennyt mielelläni vielä askeleen pitemmälle. Minusta kriittisessä infrastruktuurissa pitäisi olla myös sitovia säädöksiä, mutta komissio ja ENISA – ovat nyt laatimassa tällaista monivuotista ohjelmaa liittyen siihen, olisiko järkevää saada tällaista velvoitettua sertifiointia? Nämä askeleet ovat mahdollisesti tulossa. Lopuksi vielä kyberturvallisuus on mega tärkeä asia meille täällä Euroopan unionissa ja olen todella iloinen siitä, että tulevissa keskusteluissa neuvoston ja komission kanssa me saimme aikaan niin hyvän kompromissin ja toivon, että se hyväksytään huomenna suurella enemmistöllä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt sitten edustaja Reda, neljä minuuttia. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, kollegat, tänään keskustelemme ehdotuksesta perustaa Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskus sekä kansallisten koordinointikeskusten verkosto. Kun koordinoimme sitä, kuinka näitä kyberturvallisuusohjelmia Euroopan digitaalisesta Euroopasta ja Euroopan horisontista äh, pannaan äh, täytäntöön, niin tämä äh, keskus täydentää Enisan työtä ja myöskin tuo lisää kilpailukykyä Euroopan kyberturvallisuustutkimukseen ja teollisuuteen. Tällä mietin mietinnöllä todetaan, että kyberturvallisuus ei ole pysyvä olotila, vaan eikä siihen päästä sillä tavalla, että ostetaan joku tuote. TVT-teknologia kehittyy jatkuvasti, samoin myöskin uhat, joten tämä vaatii jatkuvia ponnisteluita, jotta infrastruktuurit, tieto- ja tiedotusjärjestelmät ovat turvallisempia. Kyberturvallisuus on prosessi, joka vaatii jatkuvia ponnisteluita koko tuotteen elinkaaren ajan ja tarvitaan myöskin ponnisteluja, jotta infrastruktuuri on turvallinen. Tässä mietinnössä pidetään etuna sitä, että yritykset ja osaaminen on ripoteltu ympäri Eurooppaa. Tällä tavalla meillä on aivan oma ekosysteemimme, jossa ovat mukana pk-yritykset tältä alalta. Ja tällä tavalla voimme myöskin ottaa mukaan Euroopan kyberturvallisuusyhteisön ja mukana ovat paitsi yritykset, myöskin tutkijat. Tällä tavalla haluamme saada mukaan myöskin kuluttajajärjestöjä sekä myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia, samoin eettisesti toimivia hakkereita. Tämä ehdotus antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda uudenlaista kyberturvallista Eurooppaa. Se, että tämä osaaminen on kautta unionin olemassa, tämä on suuri vahvuus, mutta se on myöskin haaste. Ja tästä syystä on hyvä, että toimitaan yhteistyössä sillä tavalla, että vaikkapa esimerkiksi vapaata ohjelmistoja, avoimia laitteistoja voidaan pyrkiä innovatiivisella tavalla kehittämään tieto- ja viestintäteollisuudessa äh, on myöskin pulaa osaavasta työvoimasta. Äh, tietenkään tämä ala ei voi hukata puolta äh, yhteiskunnan potentiaalista tällä osalla. Sen takia toivommekin, että monipuolisempi, tasapainoisempi työntekijäkunta myöskin saataisiin tälle alalle ja myöskin tähän keskukseen. Tämä on hyvä yrityksille ja se on myöskin tasa-arvon mukaista. Kollegat, viime aikoina on ollut entistä enemmän keskustelua erästä aiheesta ja kysymys on siitä, mitä seurauksia on sillä, mitä digitaali teollisuus, digitaalinen teollisuus tekee, niin mitä seurauksia sillä on yhteiskunnalle ja emme enää voi unohtaa enää tätä keskustelua. Tämä keskus on sellainen, että sen täytyy ottaa huomioon, mitä eettisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sen hankkeella voi olla ja myöskin nämä on otettava huomioon ennalta. Emme voi katsoa kapealla tavalla tätä tutkimusta vain sillä tavalla, että otamme mukaan IT-alan ammattilaisia, sosiaalialan ja etiikan alan tutkijoiden täytyy päästä myöskin mukaan tähän. Ja kiitokset kaikkien kollegoiden työn. ITRA-valiokunta on nyt päässyt hyvään mietintöön lopputulokseen. Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että EUn tärkeä tehtävä on edistää demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia sekä perusoikeuksia, perusvapauksia kaikkialla. Ja senpä takia meidän täytyy noudattaa tarkkaan perussopimuksia, kun kysymys on teknologian rahoittamisesta, jota voidaan voidaan käyttää myöskin sotilaallisessa tarkoituksissa. Sen takia haluaisin, että olisi vieläkin selvempää, äh, selvemmin tämä todettu ja että tarkistuksia niin suettaisiin, että tämän keskuksen rooli on ainoastaan vain siinä, että se rakentaa resilienssiä eli joustavuutta näitä uhkia vastaan, äh, kuten esimerkiksi vaikka kriittisen infrastruktuurin äh, suojelu. Mitään roolia tällä keskuksella ei pitäisi olla kuitenkaan kyberaseiden rakentamisessa. Joillakin näillä teknologioilla tietysti varmasti on Käyttöön myöskin muuallakin kuin siviilitoiminnassa, jos ajatellaan vaikka kryptografiaa. Onneksi kuitenkin voimme pohjata olemassa olevaan puitteistoon, kun kysymys on kaksikäyttöteknologioista ja jota tämä parlamentti on jo edistänyt. Haluan käyttää kiittää kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyötä tässä asiassa. And thank you. Kiitos teille. Ja nyt sitten yksi minuutti esittelijä Danti Imko-valiokunnasta. Paljon kiitoksia puhemies, äh, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Äh, maailma on yhä digitaalisempi ja äh, turvallisuus tietoverkoissa on nyt todellakin poliittinen prioriteetti. Ähm, Euroopan kyberturvallisuuden osalta Eurooppa on pyrkinyt antamaan itselleen selkeitä välineitä, jotta se voisi suorilla itseään verkon tietoiskuilta. Me tarvitsemme Enisan koordinointia ja eurooppalaista serifiointijärjestelmää. Nämä luovat kyseisen asetuksen lisäarvon. Me olemme, voisimme, olemme olisimme voineet ottaa vielä kunnianhimoisemman askeleen. Esimerkiksi sen, että meillä olisi palveluiden osalta pakollinen sertifiointijärjestelmä niiden, joita käytetään kriittisissä toiminnoissa. Näin ei tapahtunut nyt tabletilla tai puhelimella voi kuitenkin tarkistaa sertifioinnin ja luotettavuuden tason. Tämä on mielestäni askel eteenpäin. Tämä lisää Euroopan kuluttajien luottamusta palveluihin ja tuotteisiin, jotka ovat yhteyksissä verkkoon. Kiitoksia. Ja nyt sitten komission varapuheenjohtaja Ansi, olkaa hyvä puhemies, arvon jäsenet, haluan kiittää molempia esittelijöitä, Angelika Niebleria että Julia Redaa, sekä kaikkia varjoesittelijöitä että valiokuntia, jotka ovat ponnistelleet näiden kahden tärkeän kiireellisen asian parissa. Näillä tavallaan eristetään EUn kykyä taistella kyberrikollisuutta vastaan koordinoidulla ja tuetulla tavalla ja samanaikaisesti rakennetaan myös äh, digitaalisia sisämarkkinoita. Ensinnäkin äh, tästä äh, kyberturvallisuusasetuksesta. Komissio tukee tätä poliittista sopimusta, jonka lainsäätäjät saivat. Tämä sopimus on selkeä ja hyvä sopimus Enisan turvallisuudesta – ja samoin myös sitä, että äh, rakennetaan äh, kyberturvallisuussertifiointiverkosto digitaalisille sisämarkkinoille. Tämä tulee vahvistamaan asetusta monilla tärkeillä sektoreilla. Erityisesti tässä saadaan aikaan selkeä ja avoin ja tiukka EUn kyberturvallisuussertifiointijärjestelmä me voimme ottaa käyttöön sellaisia sertifiointijärjestelmiä, jotka ovat tarpeeseen sopivia ja vastaavat sekä lainsäätäjien että markkinoiden tarpeeseen. Tämä tulee antamaan Enisalle pysyvän vahvemman mandaatin tukea kyberturvallisuutta EU:ssa. Enisa käyttää jo nyt omaa asiantuntemustaan kyberturvallisuusasioissa, kun se auttaa ja tukee Euroopan parlamentin vaaleja, niin että estetään niihin tehtäviä kyberhyökkäyksiä. Sen lisäksi myös se, että tulee kyberturvallisuus, tämä keskus on erittäin hyvä. Tämä ehdotus on erittäin tärkeä, kun me rakennamme eurooppalaista digitaalista sisämarkkinoita. Se vastaa tähän välittömään tarpeeseen, joka meillä on rakentaa ja lisätä kyberturvallisuutta. Ja se myös käyttää Horisont 2020 tehtyä hienoa tutkimusta, samoin kuin myös tulevaa Horisont-tutkimusta. Euroopan strateginen intressi on se, että varmistamme sen, että EUn teollisuus on mukana kehittämässä seuraavan sukupolven digitaaliteknologian kyberturvallisuusvälineitä. Meillä äh, on ohjelma, jolla rahoitetaan kyberturvallisuusvälineiden kehittelyä EUssa ja mukana ovat jäsenvaltiot ja äh, yksityinen sektori koko unionissa. Tämä äh, kansallinen koordinaatio transaktiokeskusten verkosto on perustettu niin, että voimme varmistaa, että kaikki mahdolliset osapuolet ovat mukana digitaalisilla sisämarkkinoilla, osallistuvat tähän sekä julkinen että yksityinen sektori. Olen ilahtunut siitä, että Euroopan parlamentti jakaa meidän visiomme Euroopan tulevaisuuden kyberturvallisuudesta ja miten tärkeää on, että varmistamme, että kaikki prioriteetit vahvistettiin, joilla osapuolet voivat osallistua tähän rahoitukseen. Parlamentti on tehnyt kovasti työtä hyvin lyhyessä ajassa ja olen tästä kovin kiitollinen. Kun vahvistamme Euroopan kyberturvallisuuskapasiteettia ja koko tätä arvoketjua digitaalisektorilla, niin silloin varmistamme, että digitaali set sisämarkkinat ovat vahvat ja kykenevät vastaamaan kyberuhkiin. Odotan mielenkiinnolla keskustelua. Kiitos. One... Kiitos. Kiitos komission jäsen. No, edustaja minuutti, olkaa hyvä. Madam President, cyber attacks are not Arvoisa puhemies, kyberhyökkäykset eivät ole mitään väliaikaista, ne eivät ole asia, mikä menee pois pian, vaan kyse on vakavasti rahasta ja politiikasta. Äh, Enisan mandaatti ei ole mitään luksusta, vaan se on todellakin välttämätön. On niin ikään fakta, että äh, nyt täytyy taistella paremman IT-porukan kanssa huonoa vastaan, joten tarvitaan resursseja niin, että saadaan myöskin parhaat mahdolliset ihmiset sinne töihin ja sen täytyy toimia myöskin tehokkaasti ja on kyseenalaista, onko kahden kotipaikan periaate tässä järkevä. EU, EUn laajuinen sertifiointijärjestelmä, rajat ylittävän kyber rikollisuuden torjumiseksi on tästä syystä äärimmäisen tärkeä. Kiitos. Kiitoksia. Inta minuutti, Inta, domnule komissar, stimați colegi, astăzi dezbat... Kiitoksia, puhemies, hyvät kollegat. Me keskustelemme tänään mietinnöstä, joka toivottavasti myös tullaan hyväksymään, koska se on erittäin tärkeää. Sillä 80 prosenttia koko EUn väestöstä on EU internetissä jollain tapaa. Täällä tarvitaan myöskin teknologiaa, joka tukee sitä teknologiaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että siellä on myöskin riskejä, kyberhyökkäyksiä. Ja tämän keskuksen perustamista, tämän osaamiskeskuksen perustamista tuen vielä tärkeänä asiana. Ja tarvittaa myöskin kansallisia koordinointikeskuksia tähän. Komission jäsen mainitsi juuri tästä. Tämän takia tämä on tärkeää, että tämä toimii hyvin yhtenäismarkkinoilla. On hyvä, että kollegat ovat tehneet myöskin tähän keskukseen liittyen muutosirjoituksia. Ja PK-yritykset tarvitsevat myöskin tukea tässä, koska he eivät ole mitään asiantuntijoita. He tarvitsevat tällaisen keskuksen tukea. Että PK-yrityksiä pitää tukea voimakkaasti, jotta voit sitten myöskin kouluttaa omaa henkilökuntansa. Kiitoksia. Thank you for the Committee on Civil Liberties. Kiitoksia kansainvapauksien ja sisäasian valiokunnasta. Edustaja Frans, minuutti. Kollegin on kollegin. Hyvät kollegat, myös Libe-valiokunnan nimissä onnittelen kollega Nibleria siitä, että neuvottelut uudesta Enisan valtuutuksesta on saatu menestyksekkäästi päätöksen. Nämä uudet määräykset ovat hyviä ja tärkeitä, mutta valitettavasti vapaaehtoisia. 48a, jonka Libe halusi tuoda tähän mukaan, olisi ollut tärkeä lisäaskel. Siinä olisi ollut velvoitettu lisästandardi IT-laitteille, joita tuodaan lisälaitteina EU-markkinoille. Me puhumme täällä parlamentissa aina siitä, että tarvitaan lisää turvallisuutta ja tässä meillä olisi mahdollisuus välttää turvallisuudessa olevia aukkoja, joita monet kansalaiset eivät edes tunne, sillä näihin ei varmoihin laitteisiin voidaan helposti hyökätä ja tällä tavoin voidaan puuttua merkittävän infrastruktuurin piiriin. Esimerkiksi autojen katsastamisessa sallittaisiinko vapaaehtoinen toiminta, vaikka ei ole edes vähimmäisnormeja. Hyvät kollegat, me olemme havainneet tämän ongelman. Siitä huolimatta me puhumme tällä viikolla meidän äh, matkapuhelinverkkojemme turvallisuusongelmista. Meidän on puututtava asiaan vakavasti, vähintäänkin seuraavan ENISA-asetuksen käsittelyn yhteydessä tai tuotevastuudirektiiviä tai CE-merkintää käsiteltäessä. Tämä IT-ala on nykyisin oleellinen osa meidän yhteiskuntamme turvallisuutta. Otammeko asian niin vakavasti kuin on tarpeen? Kiitos. Thank you. We move now Kiitoksia. Sitten seuraavaksi ryhmien edustajat. Edustaja Rybik, teillä on puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan kiittää Angelika Nibleriä. Tässä keskustelussa, kun kyse on siitä, että pyritään samanaikaiseksi luotettavien järjestelmiä, me haluamme luottaa verkkoon, emmekä halua protektionismia, sillä maailmanlaajuisesti Tärkein kysymys on turvallisuus kansalaisillemme laitteita käytettäessä, emmekä halua tässä äh, sotilaalliselta enkä siviiliin puolelta halua saada ongelmia tähän liittyen. Tästä syystä Niedermayer teki selväksi sen, että kyse ei ole ainoastaan Kiinasta, vaan tämä on maailmanlaajuisesti yhteinen hanke niin, että saamme kyberturvallisuutta aikaiseksi. Tämä on ratkaisevan tärkeä alue ja haluan kiittää kollega Redaa näistä kyberturvallisuuskeskuksista, sillä 28 jäsenvaltiota voivat yhteisellä koordinaatiolla saada enemmän aikaiseksi. Ja kiitokset kollega Redalle myös siitä, että hän äh, huomenna tulee esittämään esityksen kolmikantaneuvottelulle, koska meillä on tärkeää, että ennen vaaleja tämä asia saadaan vietyä päätökseen. Me tiedämme, että tietosuoja, direktiivi mm, toinen direktiivi täytyy panna toimeen ja me haluamme, että nämä keskukset ovat koulutuskeskusten läheisyydessä yliopistojen, ammattiopistojen ja äh, että PK-yritykset äh, sitten saavat pääsyn tähän turvallisuuteen. Nämä digitaalirahastot ja verkkojen Euroopan välinen rahaston ja muut ohjelmat ovat tässä erittäin suureksi avuksi. Kiitos. Thank you for... Kiitoksia seuraavaksi. Kaksi minuuttia, edustaja Korumbashev. Puhemies, haluaisin kiittää niitä kollegoiden kanssa, olemme tehneet yhdessä töitä tämän asian eteen, jotta edustaja Niibleriä ja Telitska ja Tambia. Meillä on nyt tuplattu kyberturvallisuusviraston budjetti ja meillä on omia teknisiä toimintamaisuuksia Enisalle, joka toivottavasti on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, että tämä tekninen toimintakyky kasvaa, jota Enisa todellakin voi auttaa jäsenvaltioita. Toisin kuin muut täällä, haluan todeta, kuinka tyytyväinen olen siitä, että tähän tämä vaihtoehtoinen sertifiointi – se, että olisi pakollinen sertifiointi, niin se saattaa olla tietyille toimijoille taas sitten kilpailijoita, mutta ei niinkään kuluttajan suoja-asia. Tietenkin tässä on tiettyä ristiriitaa kansallisen toimivaltuuden kanssa. Yksi, että mä viittaa vain pelkästään vain yhteisön jäseniin, eli tämä jos tämä määräys menee läpi, niin sitten, sitten ne kolmansien maiden toimijat voi tulla mukaan tähän. Ja heilläkin on kyllä asiantuntemusta kyberturvallisuudesta, että me voi rajoittaa jotain maantieteellisesti tällä tavoin. Sen lisäksi me olemme antaneet toimintavaltuuksia tutkimukseen ja kehitykseen. Ja näihin osaamiskeskuksiin liittyen saman tyyppisiä toimivaltuuksia annettu, että saattaa tulla päällekkäisyyttä, saattaa olla, että tulee liikaa sääntelyä ja tällöin täytöpano ei toimi. Tällä hetkellä meillä on kolme välinettä. Meillä on tämä osaamiskeskus ja sitten kyberturvallisuusasetus ja, ja perkostoasetus. Ja Enisan pitäisi aloittaa saman tien G5-verkon eh, turvallisuustoiminnot. Kiitoksia. Edustaja Krasnodowski, puolitoista minuuttia. Dziękuję bardzo. Suuret kiitokset, rouva puhemies. Minusta vaikuttaa myös siltä, että tämä sertifiointi on oleellista, vaikka kollegat ovat todenneetkin, että toistaiseksi se jää vapaaehtoiseksi, mutta komissio voi tarkastella sen tehokkuutta ja arvioida tilannetta jonkin ajan kuluttua. Me tiedämme, että kyberturvallisuuden merkitys on valtava. Me tiedämme, että on olemassa noin viisi miljardia laitetta, jotka ovat yhteydessä internettiin kotitalouksissa yhteensä. Ja otaksutaan, että näitä tulee 15 miljardia. Tuotetaan jatkuvasti uusia tuotteita, uusia laitteita, jotka ovat yhteydessä internettiin. Mutta mutta aina ei ole kyse riittävästä turvallisuudesta. Me tiedämme, että hakkerihyökkäykset yhteen kotitalouteen kohdistuessaan voivat aiheuttaa huomattavia ongelmia tuon kotitalouden ihmisille, mutta jos vastaava hyökkäys kohdistuukin moniin eri laitteisiin, kyberrikolliset voivat tehdä sellaisen vaikuttaakseen valtion infrastruktuuriin. Princetonissa on tehty simulaatioita, joissa esimerkiksi energian toimittamiseen voitaisiin puuttua tietyllä alueella niin, että kaikki energian toimittaminen lakkaisi. Eli kyse on strategisesta turvallisuudesta myös yksittäisten kotitalouksien osalta. Esimerkiksi jos 90 ilmastointilaitetta, jotka ovat kytkettynä mukaan, saadaan hyökkäyksen piiriin, se riittää. Siksi me tarvitsemme tähän riittävää turvallisuutta myös kotitalouskoneille. Kiitos edustaja Töitska, puolitoista minuuttia, olkaa Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin tässä aloittaa kiittämällä kollega Angelika Nibleria, mutta kollegoita Grumbachev ja Danti erinomaisesta yhteistyöstä myöhäisinä tunteina. Mutta sitten tästä aiheesta ei varmasti ole mikään salaisuus, kun sanon, että kyberhyökkäykset ja kyberturvallisuus ovat hyvin korkealla ihmisten huolen aiheiden listalla. Me olemme edelleen haavoittuvaisia ja me olemme haavoittuvaisia sellaisia hyökkäyksiä kohtaan, jotka voivat johtaa tietojen vuotamiseen hyvin hankaliin tilanteisiin, jotka voidaan hoitaa, mutta ne voivat olla vakava uhka, voivat koskettaa turvallisuutta, terveyttä elämässämme. Ja se, mitä nyt olemme onnistuneet tässä saavuttamaan Enisan ja kyberturvallisuuden kautta on hyvä. Totta kai voimme aina käydä keskustelua siitä, että onko tämä riittävää vai ei. Mutta tämä oli hyvä silloin, kun saimme neuvottelut päätöksen kanssa, mutta olisi hienoa, jos jotkin jäsenvaltiot ymmärtäisivät paremmin, että me olemme yhtä vahvoja tai heikkoja kuin heikoin lenki, ja me tarvitsemme näiden lisäksi myöskin ajattelutavan muutokseen, ja tästä syystä haluaisin kiinnittää huomionne myöskin presidentti Macronin ja CSU, CDU-johtajien näkemyksiin kyberturvallisuudesta ja demokratiakeskuksesta. Nämä ovat eri asioita, mutta nämä menevät kyllä oikeaan suuntaan ja meillä on sellainen pohja, jolla me voimme nyt rakentaa ja ja tässä todellakin minä olen samaa mieltä Macronin kanssa siitä, että meidän täytyy kehittyä tässä vielä eteenpäin. Kiitos. Kiitos, edustaja Talunne. Minuutti, olkaa hyvä. Fru talman. Kiitos paljon puhemies. Kiitän näitä kahta. Meidän yhteiskuntamme muuttuu yhä digitaalisemmaksi ja sitä myötä yhä haavoittuvammaksi. Ja siksi on tärkeää, että huomenna äänestämme kyberturvallisuuden parantamiseksi Euroopassa. Nyt on mm, aika tehdä digitaalisista järjestelmistämme tukevammat kestävämmät. Näin voimme varmistaa sen, että kännykät, tietokoneet ja muut digitaaliset tuotteet täyttävät ne korkeat turvallisuusvaatimukset, joita Euroopassa asetetaan. Lainsäädännöllä me varmistamme ja parannamme digitaalista suojautumista ja kohtaamme siten paremmin tulevaisuuden haasteet. Kiitoksia, rouva puhemies. Kiitoksia. Edustaja Kolicek, minuutti, olkaa hyvä. Thank you, madam Kiitoksia, puhemies. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe. Viimeisinä viime vuosina tämä on tullut esille ja 2017 lokakuussa tästä tehtiin ensimmäinen paketti, joka perusti Enisan. Kansalliset koordinointikeskukset ja niiden verkostoa pitää kehittää ja nämä osaamiskeskukset tietenkin tukevat tätä toimintaa Horisontti Euroopan pohjalta. Näiden keskusten pitäisi myöskin koordinoida koko verkoston toimintaa, joka katsoo kyberturvallisuutta. Ja tuen tässä juuri esittelijää, että pitäisi vahvistaa sitä, että tehdään avointa ohjelmistoa tämän auttamiseksi. Ja keskuksen pitäisi katsoa myöskin informaatiojärjestelmien kestävyyttä, eikä pitäisi pelkästään katsoa kaksoiskäyttö tai sotilasresursseja, vaan myöskin muitakin. Ja tämä on myöskin tässä mietinnössä mukana ja tämä on tärkeää siinä mielessä, että voidaanko tätä tukea vai ei. Kiitoksia. Sitten edustaja Le Chavalier, minuutti olkaa Kiitoksia puhemies. Kiitokset esittelijälle. Tämä Euroopan kyberturvallisuuden viraston uudistaminen mahdollistaa kansallisten viranomaisten asioiden vaihtamiseen. Tämä on tehokas vastaus kyberturvallisuus ongelmiin Euroopan tasolla ja tässä otetaan myöskin huomioon kansalliset viranomaiset. Se, että tässä rikotaan yksityiselämää vastaan ja aiheutetaan muita ongelmia, aiheuttaa sen, että kyberuhat ovat entistä yleisempi ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä tässä. Yhteistyön lisäksi vala, vapaaehtoinen sertifiointi antaa antaa kuluttajille enemmän tietoja niistä tuotteista, joita ne ostaa. Tämä on suuri askel eteenpäin. Totta kai pitkällä aikavälillä pakollinen sertifiointi antaisi enemmän turvaa. Se, että elämämme on muuttunut entistä digitaalisemmaksi, tekee tästä erittäin suuren aiheen ja tarvitaan hyvää budjettia tähän. Kuitenkin 40 prosenttia eh, eh, Enisan budjetista vuoteen 2022 asti tarkoittaa sitä, että se, se mahdollisesti laskee nyt myöskin Brexitin myötä. Thank you, Mr. Kelly. Kiitoksia, edustaja Kelly, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Ensinnäkin onnittelut ystävälleni Angelika Niblerille loistavasta työstä tässä lainsäädännössä. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mistä halusimme. Haluamme suojautua kyberhyökkäyksiltä. Vahva kyberturvallisuusstrategia on tarpeen, jotta voimme suojata sisäistä tarjontaamme ilmailualaa ja niin edelleen. Hakkerit eivät pääse hyökkäämään herkkiin aloihin joihin terroristisyistä. Tämä on huomattava huolenaihe. Nyt aikaan saatu sopimus menee pitkälle siinä, että näitä koskevia huolia käsitellään. Meillä on ollut kaikenlaisia haittaohjelmia, joihin on puututtu ja niihin puututaan nyt säännönmukaisemmin. Meidän pitää olla valmiita puuttumaan esimerkiksi energiantuotantoon, tehtaisiin ja muihin, jotta niitä voidaan suojata vastaisuudessa kyberhyökkäyksiltä ja terroristeilta. Tämä voi aiheuttaa muutoin huomattavaa häiriötä ja taloudellista vahinkoa. Enisalla pitää myös olla rakentava rooli ja omalla maallani on mahdollisuus olla kyberturvallisuuden kärjessä koko Euroopassa. Me olemme maa, jossa on huomattavan taitavaa alan työvoimaa ja me olemme nyt jo yksi merkittävien teknoalan yritysten sijaintipaikka. Meillä on asiantuntijuutta jo valmiiksi olemassa, jotta voimme kehittää lisää kyberturvallisuuspalveluja ja meistä voi tulla maailmanlaajuinen johtaja. Ja me odotankin mielenkiinnolla tämän sektorin toimialan kehitystä äh, lähivuosina. Lopuksi haluan olla vielä Euroopan parlamentin, sain olla Euroopan parlamentin valtuuskunnassa mukana Piilaaksossa viime vuonna. Tästä on ollut myös yhden paljon apua. Kiitoksia. Mr. Geyer. Kiitoksia. Edustaja Geyer, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Minulla oli kunnia ryhmäni puolesta olla varjoesittelijänä tässä osaamiskeskusasiassa kyberturvallisuudelle. Ja komission ehdotus oli hyvin tervetullut. Siinä oli myöskin teollisuusvaliokunnan kanta ottuna huomioon. Olen tyytyväinen tähän. Ja kiitokset esittelijälle yhteistyöstä ja myöskin muille varjoesittelijälle yhteistyöstä. Minun ryhmäni SND ryhmäni niin oli tärkeää, että tämä hetkessä rakenteessa on johdonmukaisuutta Enisan eli viraston kanssa ja teollisuusvaliokunnan päätös olikin, olikin sellainen, jossa muotoiltiin asioita, joissa pitäisi saada hyvä päätöksenteko, päätöksentekorakenne aikaiseksi, että kansalliset toimijat toimivat yhdessä keskuksen kanssa ja että voidaan myös käyttää heidän asiantuntemusta hyväkseen. Ja että myöskin eurooppalaiset toimijat voidaan laittaa asettaa etusijalle tässä. Tämä saatiin myöskin aikaiseksi. Ja miksi meille on sitten tärkeää, että pitää tukea myöskin sotilaallisia kyberturvallisuusprojekteja eurooppalaisesta puolustusrahastosta. Näin haluamme taata myös sen, että siviili ohjelmia käyttävän similituotteille. Ja tämän takia voimme hyväksyä täysin tämän tekstin, joka edessämme. Tämä on Itreen kanta. Sitten kun mennään kolmikantaneuvotteluihin ja kun keskustellaan rahoituksesta ja muista asioista, nyt kai tulemaan huomattavia eroja sitten neuvoston kantoihin. Ja he tulevat, he tulevatkin päättämään asiasta keskiviikkona. Kiitoksia arvoisa puhemies Kiitoksia. Voimakkaan digitalisoitumisen vuoksi kyberturvallisuus on yhä tärkeämpi. Ulkomaiset yritykset voittavat markkina-alueita ja meidän yrityksemme eivät ole riittävän varustautuneita kyberriskiöjä vastaan ja riittävän valppaina mahdolliseen puuttumiseen. Siksi meillä on nyt tämä kyberturvallisuusasetus. Eurooppalainen strategia, jossa on kovin paljon erilaisia toimenpiteitä, niillä investoidaan datasuojaan ja suojaudutaan kyberhyökkäyksiltä. Emmekä tee vain näin näin. Me annamme myös yrityksille ja hallinnolle riittävästi mahdollisuuksia tehdä sopimuksia keskenään ja innovoida. Meidän on nyt huolehdittava siitä, että koko Euroopassa tapahtuvat tarpeelliset investoinnit ja että toimenpiteet pannaan hyvin täytäntöön Euroopan kuluttajan intressien mukaisesti. Toivon, että tätä seurataan erittäin hyvin ja sellaiset jäsenvaltiot kuin Belgia saadaan ottamaan itse vielä lisätoimenpiteitä kyberturvallisuuteen turvallisuuden parantamiseksi. Tehdään Euroopasta turvallinen online. Thank you for one and a half minutes. Kiitoksia puolitoista minuuttia. Edustaja Milinjar. Kiitoksia puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja. Tänään me käymme keskustelua merkittävästä askeleesta, kun määrittelemme eurooppalaista kyberturvallisuusstrategiaa, jonka tarkoituksena on saada aikaiseksi parhaita mahdollisia toimintoja Euroopassa. Tämä on äh, todellinen vastaus tarpeelle koordinoida jäsenvaltioiden toimia yhteistyössä teollisuuden kanssa, jotta voidaan äh, kansalaisille kuluttajille takaa hyviä, äh, riittäviä turvallisia tuotteita ilman, että oltaisiin riippuvaisia maahan tuoduista ei-EU-maiden ratkaisusta. Intensiivisten neuvottelujen myötä ja hyvän yhteistyön myötä meillä on nyt vankka tasapainoinen teksti, joka varmistaa, että eurooppalainen osaamiskeskus toimii koordinaattorina prioriteettien asettamiseksi ja pyritään välttämään aloitteiden päällekkäisyys jäsenvaltioissa eh, uuden Enisan mandaatin ja kyberturvallisuusasetuksen kautta. Eh, lisäksi saadaan rahoitusta horisontti Euroopalta ja muilta niin, että eh, voidaan päästä tietylle tasolle ja Kolmanneksi on myöskin mahdollista kunnioittaa jäsenvaltioiden olemassa olevia lähestymistapoja niin, että voitaisiin käyttää erilaisia sovelluksia, voitaisiin myöskin kerätä rahoitusta ja välttää päällekkäisyyksiä asiantuntijoiden osalta. Digitaalinen Eurooppa-ohjelman esittelijän ominaisuudessa olen iloinen siitä, että tästä tämä saa hyvän rakenteen ja että se on eri keskusten kanssa yhteistyössä digitaalisen Eurooppa varjon alla. Kiitos. Matias. Edustaja Matias, minuutti olkaa hyvä. Puhemies, kiitoksia. meidän elämämme tapahtuu enemmän verkossa ja enemmän välitään asioita toisille tämän kautta. Ja yritykset ja hallitukset pyrkivät keräämään enemmän tietoja. Tämän takia on tärkeää, että myöskin voidaan estää se, että nämä rikolliset ryöstävät nämä tiedot. Facebook on hyvä esimerkki tästä toiminnasta. Ja meidän pitää varustautua tätä toimintaa vastaan ja ottaa huomioon erityisesti ihmisoikeudet ja välttää kyberrikoksia. Meidän pitää suojella kansalaisia, me pyhättää heitä yksin sateeseen seisomaan. Kansalaiset pitää olla hyvin tietoisia asioista, jotta voit näin päättää itse asiassa, miten heidän tietojaan käytetään. Me tarvitsemme Enisan kaltaisia virastoja, mutta tarvitsemme myöskin toimivaltaisia viranomaisia, jotka kertovat kansalaisille heidän roolistaan ja että heidän ihmisoikeutensa toteutuvat tässä. Kiitoksia. Edustaja Svaa, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, varapuheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, hyvät kollegat. Haluaisin tietenkin aluksi ensinnäkin kiittää esittelijämme Angelika Nibleria loistavasta työstä tässä asiassa. Toivon, että sisämarkkinavaliokuntamme on kollega Ladanti voinut tehdä tähän rakentavan hyödyllisen oman osuutensa. Tässä on sanottu jo kovin paljon päätöksenteon eri osa-alueista. Haluan vain muistuttaa, rouva puhemies, että vuonna 2019 taloudellinen haitta on todennäköisesti yli 11,5 miljardia dollaria ja tämä tulee koskemaan 2026 miljardia ihmistä. Nämä ovat siis kyberturvallisuuslukuja, jotka Enisa tuo esille. Ne osoittavat, että tämä menee pitkälle EU-markkinoiden ulkopuolelle ja siksi onkin tärkeää, että EU nopeasti rohkeasti asettaa yhteiset, yhtäläiset tavoitteet, jotka eivät jää pelkästään jäsenvaltioiden varaan, vaikka kyseessä onkin yksittäin merkittävä jäsenvaltioiden turvallisuusseikka. Vuoteen 2020 mennessä Euroopan unioni investoi hyvin paljon, se on myönteistä, mutta kun vertaamme tätä yksittäiseen valtioon, kuten Yhdysvaltoihin, siellä kyseessä on yli 22 miljardia, eli me olemme tässä jonkin verran jäljessä. Tämä tarkoittaa sitä, että direktiivi, jonka tänään hyväksyimme, tämä direktiivi ei koske pelkästään Enisan uusia toimivaltuuksia. Se ei tarkoita pelkästään, että Eurooppaa vahvistetaan, vaan sen on tarkoitettava myös, että jäsenvaltiot tulevaisuudessa investoivat enemmän kyberturvallisuuteen, jos tällainen varakerran on olemassa. Sydämelliset kiitokset. Thank you. One minute, Mr. Serino. Edustaja Serino, minuutti. Kiitoksia, puhemies niin kuin faktat osoittavat, tämä on merkittävä asia, jotta Euroopan talouden kilpailukyky voidaan taata ja että voidaan suojella kansalaisia uusiin teknologioihin liittyviltä uhilta ja että heille voidaan tarjota myöskin vapaa valinta ja tarjonta demokratian puitteissa. Tästä syystä Enisan rooli on tärkeä. Sen tarkoitus on suojella EUta kyberhyökkäyksiä vastaan. Ennaltaehkäisy reaktiot ja puolustus täytyy taata, mutta myöskin tämä, nämä palvelut ja järjestelmät täytyy sertifioida. Nyt sitten me koordinoimme nämä eri kehityskeskukset olisivat Horisontti Euroopan ja digitaalisen Euroopan kautta yhteistyössä. Meidän täytyy käyttää näitä kompetensseja, jotta voimme saada aikaiseksi turvallisen mallin niin, että voidaan taata verkostojen integriteetti ja niin ikään tietojen levittämisen integriteetti Näin me voimme sitten Euroopan unionin strategisen tilanteen taata digitaalisella aikakaudella. Uh, Kiitoksia. Edustaja Eeri on puheenvuoro, mutta hän ei ole paikalla, joten on hänelle puheenvuoron edustaja Kailille. Yes. Hyvät kollegat, haluan onnitella näistä neuvotteluista ja haluan äh, onnitella siitä, että trilogineuvottelut on saatu menestyksekkäästi päätökseen. Tämä on hyvin merkittävä askel edellisen direktiivin jälkeen, jolla pyrittiin myös suojaamaan yhteiskuntamme ja demokratiamme. Sen jälkeen olemme nähneet yhä enemmän kyberhyökkäyksiä kolmansista maista. Meidän digitaalitaloutemme kehittyy hyvin nopeasti ja hyökkääjät ovat myös onnistuneet kehittymään hyvin nopeasti. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan parlamentista, Euroopan unionista tehdään kestävämpi erilaisilla välineillä, ei pelkästään yhteistyövälineillä, vaan myös koordinoimalla ja tiedonvaihdolla jäsenvaltioiden välillä. Sillä kyberturvallisuus on äärimmäisen tärkeä tavoite. Kreikassakin tätä tavoitellaan voimakkaasti. Kyberturvallisuusasetus vahvistaa voimakkaasti tiettyjen tahojen toimivaltuuksia ja näin voimme tehdä myös investointeja kyberturvallisuuteen. Meillä on myös Euroopan unionin rahoitusväline, johon liittyy noin kahden miljardin rahoitusvarat kyseiselle ajanjaksolle. On siis äärimmäisen tärkeää, että meillä on mahdollisuus työstää näitä verkostoja, jotta trilogia voidaan käydä hyvin Ja näin voimme saada kyberturvallisuussuunnitelman toteutumaan täysimääräisesti ja tehokkaasti. Niin paljon on jo saavutettu, paljon on varmasti vielä tehtävääkin. Ja koko ajan näitä uhkia on yhä enemmän, joten kiitokset ja menestystä. Dziękuję bardzo pani Ewie Kaili. Dobry wieczór, witam serdecznie państwa. Kiitoksia, edustaja ja Hyvää iltaa kaikille. Voidaan ottaa sitten menettelytapa ilman puhujalistaa. Edustaja Strojatski ei olekaan paikalla nyt vielä, joten Frank Pokovic, olkaa hyvä. Hvala za besedo. Eh, kot vemo, je svet vedno bolj povezan. Kiitoksia puhemies. Kuten tiedämme, maailma on yhä tiivimmin digitalisoitunut ja digitaalinen unioni on myöskin haaste. Ja varsinkin tämän unionin järjestelmien turvallisuus on haaste. Energia, pankit, terveysjärjestelmät ja vaalit ja yksittäisten henkilöiden turvallisuus. Nämä ovat kaikki asioita, jotka ovat tällä hetkellä uhattuina yhä enemmän. Minulle tehtiin tällainen henkilöllisyysrikos, minusta varastettiin henkilöllisyys. Ja tiedän silloin kyllä, mitä voi henkilölle tai ihmiselle tapahtua tässä tilanteessa. Ja tämän takia tuen tätä pakettia. Euroopan unionin pitää tehdä yhdessä organisoidusti toimenpiteitä. Valtiot yksin eivät voi tehdä toimia ja suojautua kyberhyökkäyksiltä. Olin myös Israelissa ja näin siellä, että mitä valtio, jossa on 10 miljoonaa asukasta, voi tehdä tuen tätä pakettia, koska Euroopan tulevaisuus riippuu kyberturvallisuudesta. Kiitoksia paljon. Edustaja Kaputo, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Nämä viestintäverkot ovat tällä hetkellä talouden kasvun perusta, joten on hyvin tärkeää vähentää riskejä, jotka näihin järjestelmiin kohdistuvat ja että kuluttajat voivat luottaa näihin järjestelmiin. Kyberturvallisuusasetus antaa pitkän aikavälin vision Euroopalle. Näin voidaan myöskin käyttää verkkoturvallisuusviraston toimintakykyä hyväkseen ja näin vähentää ongelmia sisämarkkinoilla tuotteiden osalta. Ja on hyvä, että tässä on tällainen vapaaehtoinen mutta miten niitä ottaa sille tietyt taatteet, tuotteet, prosessit ja palvelut, niitä, niitä pitää jotenkin katsoa korkeammalla tasolla. Nämä tuotteet ja prosessit ja palvelut, niiden pitää tarjota myöskin sertifiointipalveluja, jotta tähän pitää antaa myöskin sitten tarpeista koulutusta, että voidaan tätä toteuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Marjas, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon, puhemies. Herra komissaari, herra Ansip, on tärkeää, että me toimimme sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka valvoo jäsenvaltioitaan. Muutama päivä sitten, neljäs päivä maaliskuuta, me näemme, kun kreikkalaisia vangittiin, jotka eivät olleet yhtä mieltä Prespisin sopimuksen kanssa. Rova Jervasili totesi, että hallitus, sosiaaliset mediat ovat tässä valvonnan alaisena ja, ti, ja näin sitten tiettyjä kansalaisia on ennaltaehkäisevästi ikään kuin ö, otettu kiinni ja nyt sitten tässä kun toimitaan tässä Makedonia-kysymyksessä, niin siinä on rikottu lakia ja myöskin tietosuoja-asetus ja hallituksemme käsittelee näitä henkilötietoja ja arvioi internettiin ladattuja näkemyksiä. Sitten ennaltaehkäisevästi näitä henkilöitä ikään kuin otetaan kiinni. tässä hän kyllä kansal- Kreikan kansalaisten perusoikeuksia vastaan loukataan. Kiitoksia paljon. Edustaja Strojavski, olkaa hyvä. Vrutse do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 Ehkä voin palata tämän tomikauden alkuun. Viisi vuotta sitten tässä salissa useimmat ihmiset viittasivat kintalla kyberturvallisuudelle tai eivät arvostaneet sitä. Puhuttiin hybridisodista, terroristijuhista. Kaikki tämä on muuttanut meidän suhtautumisemme. Nyt olemme hyvin erikoisessa tilanteessa, mikä on tavallaan hyvä. Me vahvistamme toimielimiämme myös budjetin puolella. Me vahvistamme henkilöstöä ja me vahvistamme toimivaltuuksia. Se on relevanttia ja sitä onkin arvostettava, mutta on ikävää, että aikaa meni hukkaan, koska maailma on edennyt, asiat ovat muuttuneet, uhatkin ovat edenneet on ihan kannattava tukea tätä mietintöä. Se on joka tapauksessa tärkeä askel meidän turvallisuutemme parantamiseksi. Kiitokseni esittelijöille. Kiitoksia. Näin menettelytapajan puhelista on päättynyt ja Seuraavaksi pyytäisin komission varapuheenjohtajaa herra Andrus Ansippia käyttämään puheenvuoron. Honorable President. Uh, Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä tästä tärkeästä keskustelusta. Kyberturvallisuusasetus, se antaa joustavan ja modernin lähestymistavan siihen, että voidaan Enisassa toimii jatkuvasti. Tämä tekee digitaalista sisämarkkinoista vahvemman, vahvemman ja myöskin kyberturvallisemman. Digitaaliset sisämarkkinat kasvavat ja eurooppalaisten pitää olla tietoisia samalla sen eduista ja riskeistä, joita siihen liittyy. Meillä on yhteinen vastuu taata, että riski ottaa tarpeeksi hyvin esille että palvelujen tuotteet ovat kyberturvallisia koko elinkaaren ajan. Kyberturvallisuusasetes on yksi näistä palikoista, johon kyberresilienssi perustuu. Ja myöskin tämä kyberturvallisuusverkosto on tärkeä tekijä, että voidaan taata se, että meillä on eurooppalainen kapasiteetti suojata yhtenäismarkkinoita. Kyberturvallisuusasiantuntemus on kaikkialla EU-ssa saatavilla ja heillä pitäisi myöskin olla riittävät resurssit, jotta osaamiskeskus voi auttaa heille, antaa heille. Nyt meidän pitää käyttää tämä asiantuntemus hyväksemme, että voimme tehdä innovatiivisia kyberturvallisuustuotteita ja päivittää niitä. Meidän pitää vahvistaa eurooppalaista kyberturvallisuus järjestelmää siten, että meillä on autonomisia, turvallisia toimijoita ja myöskin, että se myöskin noudattaa globaaleja standardeja. Tämä vaatii koordinointua työtä sekä kansallisesti että EU-tasoisesti yhteisiä toimia sekä yksityisen että julkisen sektorin kesken, jotta voidaan saavuttaa edistystä. Olen erittäin tyytyväinen esittelijöille että on myöskin esitys tästä osaamiskeskuksesta ja verkostosta. Ja tämä tämän viikon äänestys ja sitten myöskin tämä päättämään asian käsittelyn tämän vaalikauden aikana. Tällä parlamentti ottaa selkeän viestin tämän asian poliittisesta merkityksestä ja pyritään näin vastaamaan niihin haasteisiin, joita tällä hetkellä kyberturvallisuuden osalta on. Komissio on valmis auttamaan yhteislainsäätäjää tulevissa neuvotteluissa. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Ja nyt annan puheenvuoron Angelika Nieblerille esittelijälle. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa varapuheenjohtaja, haluaisin kiittää oikein sydämellisesti tästä minulle hyvin inspiroivasta keskustelusta. On hienoa, että olemme yhtä mieltä siitä, äh, mikä merkitys kyberturvallisuudella on myöskin täällä Euroopan unionissa tulevaisuudessakin. Ja haluan kiittää näistä monista myönteisistä puheenvuoroista myöskin tähän mietien liittyen. Me teemme erinomaista yhteistyötä, haluamme vahvistaa Eurooppaa tässä kysymyksessä. Ja tämän äh, kyberturvallisuusasetuksen myötä, josta huomenna äänestetään, olemme onnistuneet. Olen hyvin iloinen, että tämä askel on näin menestyksekkäästi voitu saattaa päätökseen. Minulla on tärkeää vielä korostaa sitä, että meillä on tässä nyt mahdollisuus myöskin kansainvälisellä tasolla asettaa ikään kuin normit. Meillä on ollut tärkeää tämän kyber tietosuoja-asetuksen kautta tämä on, on onnistunut jo tämä standardin normin asettaminen ja nyt sitten kun ajatellaan kyberturvallisuutta järjestelmille, tuotteille, palveluille, ja jos se siinäkin onnistuu, että olemme kansainvälisesti ikään kuin eturintamassa, niin tämä on meille EUlle erittäin suuri asia. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet myötä vaikuttaneet. Tässä me olemme tehneet nopeasti, mutta tiivisti työtä. Olemme saaneet hyvän ratkaisun aikaiseksi. Jotkin kollegat ovat sitä mieltä, että meidän olisi pitänyt olla vielä kunnianhimoisempia, no, kun ajatellaan pakollista sertifiointia kriittisille infrastruktuureille. Olisi mennyt pidemmälle, mutta on aina olemassa seuraava askel tämän ensimmäisen jälkeen. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tässä työssä ja toivottavasti tämä sitten myöskin pian toimeenpannaan jäsenvaltioissa niin, että eurooppalaiset sitten saavat lisäsuojaa näiden tuotteiden parissa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi Julia Reida, toinen esitteli, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten näette keskustelusta parlamentissa ollaan kyberturvallisuuskeskuksen substanssista pitkälti samaa mieltä, mutta kuulitte myös, että näkemykset eroavat neuvotteluihin lähtemisestä. Haluan hiukan linjata omaa lähestymistapaani tähän. Ensinnäkin me olemme jo ITRE-valiokunnassa onnistuneet tekemään selväksi sen, että siviilirahoitusta ei voida käyttää puolustussovellukseen oikeuksiin, mutta jotta asema on vahva, on tärkeää tehdä selväksi myös se, että ei rahoiteta toimintaa, joka voisi vaarantaa siviilipuolen kyberturvallisuuden takaovia, hackbackeja ja muita aika hyökkääviä sovelluksia, joten toivon, että tämä on sellainen konsensus, johon voidaan päästä keskiviikon äänestyksessä. Ja jos näin on, en millään tapaa ole neuvottelujen käynnistämisen tiellä. Ihan vain nähdäkseni, voidaanko tällä toimikaudella vielä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen. Eroja tietenkin on poliittisesti edelleenkin. Meidän on katsottava, mikä neuvoston kanta tarkalleen on, ja me emme pyri saamaan aikaan yhteisymmärrystä hinnalla millä hyvänsä. Koska parlamentti on saanut laajan tuen komission ehdotuksen tekemilleen muutoksille, edellytämme myös neuvostolta ja komissiolta melkoista joustavuutta, jotta poliittinen yhteisymmärrys saataisiin aikaan. Eli Pitkälti asia riippuu siitä, löydetäänkö konsensusta. Jos näin on, olen luottavainen sen suhteen, että asiassa saavutetaan yhteisymmärrys tällä kaudella. Kiitoksia. Kiitoksia. Minäkin olen tyytyväinen, että olen osittain mukana tässä keskustelussa, koska minä olin myöskin kyberturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana täällä parlamentissa. Joten haluaisin kiittää komission sen Ansipia ja myöskin komission jäsen Kingiä. Ja näin voimme päättää keskustelun. Huomenna äänestää Niibler-mietinnöstä. ja toisesta osiosta keskiviikkona. Kun odotamme tässä komission jäsen Hogania vielä sapuan paikalle, ja hänen nyt pitäisi saapua piakkoin tänne. Näyttää siltä, että hän on saapumassa piakkoin. Good evening, Commissioner Hogan. Hyvä komission jäsen Hogan, olkaa hyvä, istutukaa alas. Kuten näette, parlamentti tekee töitä tehokkaasti ja, ja täsmällisesti. Ja tämä tarkoittaa meitä yhteistyötä. Sitten seuraava kohta on De Castro-mietintö, epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Ensimmäisen puheenvuoron saa Paolo de Castro, esittelijä, olkaa hyvä. Te, presidente, komis- Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Melkein kymmenen vuotta on keskusteltu tästä ja 20 maata on tätä asiaa käsitellyt. Ja tarvittiin myöskin parlamentin sinnekkyyttä kahden päätöslausman avulla, josta kiitän myöskin varjopuheenjohtaja Mäkkinesiä, joka hyväksyttiin sitten 2016 heinäkuussa. Kaiken tämän jälkeen minä tänään viimeiseen lopulliseen äänestykseen epäterveistä kaupan käytännöistä elintarvikeketjussa. Tämä on erittäin hyvä tulos. Tietenkin tästä pitää kiittää kaikkia toimijoita täällä parlamentissa. Ja tämä mietintö on parantunut huomattavasti monissa suhteissa. Soveltamisala on laajennettu. Nyt tämä kattaa 100 prosenttisesti maataloustuottajat ja 5 prosenttisesti maataloustoimijat unionissa. Ja jolla on huomattava määrä liikevaihtoa. Myöskin toimijat EUn ulkopuolella joutuvat, joutuvat noudattamaan direktiiviä. Kaikki, ei pelkästään maataloustuotteet, mutta myöskin muutkin, muutkin strategiset alat, vaikka rehualat ja muut ovat tässä mukana. Joten näin voidaan myöskin lisätä niitä kiellettyjä toimia. 8-16 toimeen on siirrytty. Eli vaikka helposti pilaantuvat tuotteet, tai että sitten ei tehdä vaikka kirjastosopimusta, tai sitten uhataan toimijoita, jos he alkavat ilmiantaa jotain. Ja luottamuksellisuus tietenkin pitää aina ylläpitää siinä vaiheessa, jos joku henkilö tekee ilmoituksen, niin he pelkäävät muuten. Ei, ja tietenkin tämä suoja, tätä, tätä äh, luottamussuojaa koskee kaikkia yrityksiä. Myös kansallisissa toimissa me annamme enemmän toimivaltuuksia tutkimuksiin ja myöskin seuraamuksien osalta. Ei saa myöskään odottaa, unohtaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vuosittain tavataan eri toimijoiden kesken ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja voidaan näin parantaa direktiivin täyttöönpanoa. On hyvä, muistaa, että kyseessä on vähimmäisharmonisointi. Eli jäsenvaltiot voivat omassa kansalaislainsäädännössään mennä pidemmälle tavoitteen suhteen, mutta myöskin näiden väärinkäytösten suhteen, sen luettelon määrän suhteen. kun komission ehdotus julkaistiin 11 kuukautta, kuukautta sitten, tässä on ollut vaikka monta kertaa pyritty blokkaamaankin tämä direktiivi, mutta silti olen päässyt tähän vaiheeseen, koska täällä on paljon poliittista tahtoa kaikkien puolelta. Tästä haluan kiittää erityisesti kaikkia niitä, jotka ovat tehneet mahdolliseksi. Komission kollegoita, komission jäsen Hogania, kiitän häntä, varjoesittelijöitä ja kaikkia parlamentin toimijoita ja ja palveluja Itävallan puheenjohtajavaltion toimia. Kiitän myös. Tai teknisiä työryhmiä ja myöskin omaa tiimiäni haluan kiittää. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, tämä direktiivi osoittaa sen, että Eurooppa on kaikkien heikkoimpien toimijoiden puolella, kuluttajien puolella, että epäterveet käytön voidaan kieltää ja käyttää resursseja tehokkaasti kaikkien tuottajien osalta. Ja näin myöskin saadaan paremmin, parempi tuot, laatuisia tuotteita kuluttajille, mutta myöskin suojellaan tuotantoa ja suojellaan työpaikkoja ja tuottaa kestävällä tavalla. Tämä takaa elintarvikeketjun toiminnan terveellä tavalla. Tämä on viitearvo markkinoille ja tekee markkinoista tehokkaampia ja myöskin koko yhteiskunnasta parempaa, erityisesti kuluttajille. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia esittelijä. Sitten IMKO-edustaja. Edustaja Tarapella, olkaa hyvä. Puhemies, komission tämä on yksi suurista tämän vaalikauden edistysaskeleista. Meidän täytyy taistella pienten tuottajien ja suurten ja keskittyneen jakeluketjun epätasapainon välillä, koska nyt tällä hetkellä markkinat ovat ongelmatilanteessa ja nyt tässä, tämä on ollut meille prioriteetti. Tässä puhutaan nimenomaan epäterveestä kauppatavasta elintarvikeketjussa. Pyritään vahvistamaan avoimuutta ja pyritään toimimaan epäterveitä kauppatapoja vastaan. Tämä on ollut loistavaa työtä kollega De Castron kanssa ja me olemme tehneet tiivisti töitä niin, että tämä teksti sisältäisi tärkeitä kysymyksiä äh, meidän viljelijöillemme. Tässä kuitenkin jäsenvaltiot voivat mennä vielä pidemmälle, kun ajatellaan näitä hyvin äh, hankalia epäterveitä kauppatapoja, jotka ovat siis myöskin Euroopan kuluttajalle hyvin haitallisia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi komission jäsen Hogan, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitokset puhemies, esittelijät, jäsenet. Tämä keskustelu, tämä viikon äänestys ovat hyvin tärkeitä, kuten herra de Castro sanoi. Ei pelkästään siinä, mitä ne edustavat, vaan mitä niillä saadaan aikaan. Ja mitä tämä keskustelu ja äänestys tunnustavat on se, eh, mihin on jo pitkään meidän ruokaketjussamme puututtu. Maataloustuottajat ja pienyritykset ovat jääneet huonompaan asemaan, mutta tärkeämpää on myös se, mitä tämä keskustelu tuottaa. Se on suojelua näille maataloustuottajille ja heidän tuotteilleen, jotka ovat alavirrassa. Monet tässä ovat johdonmukaisesti pyytäneet johdonmukaista suojelua maataloustuotteille ja maataloustuottajille aivan oikein eh, voidaan hyvin sanoa, että sitä ei olisi ehkä koskaan tapahtunut. Ja siksi olenkin tyytyväinen, että komissio ja ennen kaikkea maataloudesta vastaava komission jäsen ovat vihdoin voineet vastata myönteisesti lainsäädäntöehdotuksella, jolla kielletään tietyt epäreilut eh, toimenpidemuodot. Ennen kuin lähdette äänestämään tästä, haluan onnitella parlamentin esittelijöitä ja Itävaltaa neuvoston puheenjohtajamaana siitä, että on päästy tähän virstanpylvääseen ennen kaikkea herra de Castroa parlamentin puolelta ja Itävallan tiimiä neuvoston puolelta. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia muita komitean jäseniä, jotka ovat olleet mukana Tarabella, Imkosta, McVay, Devestä ja Auso Envistä sekä McGuinness varjoesittelijänä, Antio McIntyre varjoesittelijänä, Maria Haibok, Elsi Katainen, Marko Zulu ja Jack Hollenbier. Kaikki te olette olleet merkittävässä asemassa sen varmistamisessa, että saamme tämän virstan pylvään saavutettua lainsäädännössä tänä iltana. Pitää muistuttaa, että vain kahdeksan kuukautta on kulunut siitä, kun komission ehdotus hyväksyttiin siihen, että joulukuussa saatiin asia poliittisesti päätökseen. Tämä osoittaa hyvin, että kun poliittista tahtoa on, niin melkein mitä tahansa voi tapahtua. Oikeastaan kaikin tavoin tässä talossa. Nyt tietenkin jäsenvaltioiden on toteutettava tämä kansallisessa lainsäädännössä, ja voin vain vakuuttaa, että komissio seuraa tätä prosessia hyvin tarkoin, toivottavasti tämä parlamentti myös. Viimeinen seikka liittyy alkuperäisiin tavoitteisiin ja niiden turvaamiseen. Näin voi voidaan saada aikaan mahdollisten väärinkäyttöjen sulkeminen pois. Ensimmäistä kertaa eurooppalaisella tasolla on olemassa säännöt niin, että pyritään suojaamaan kaikkia EU-maataloustuottajia ja useimpia maatalouselintarviketuottajia näin, että taataan reilu suhtautuminen. Tällä saadaan aikaan minimi EU-suojataso. Ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, jotka kuitenkin voivat vapaasti mennä pidemmällekin sisämarkkinasääntöjen mukaisesti. Me kiellämme nyt ähm, epäterveet kaupankäytännöt yritysten välisissä suhteissa. Muut käytänteet ovat sallittuja vain, jos niistä on olemassa selvä sopimus osapuolten välillä. Joulukuussa saatu sopimus koskee 350 miljoonan euron liikevaihdon ala. On hyvin tärkeää nähdä tämä direktiivi osana laaja-alaisempaa aloitetta, jolla pyritään vahvistamaan maataloustuottajien asemaa elintarvikeketjussa. Meillä on Task Force Kees Virmanin aiemman maatalousministeriön alaisuudessa, joka on edellyttänyt parempia puitteita tuojaajien suojaamiseksi ja markkinoiden avoimuuden parantamiseksi. Ja voin nyt todeta parlamentille, että näilläkin kahdella alueella on saatu aikaan huomattavaa edistystä asiassa, jossa te, De Castro ja Des, olette myös olemassa, olleet hyvin voimakkaasti mukana. Me olemme kehittäneet markkinatarkkaamoa. Me pyrimme myös kattamaan koko prosessointi, jalostus ja vähittäismyyntisektorin ja me pyrimme tuomaan esiin lisää yksityiskohtia tästä aloitteesta mahdollisimman tehokkaasti. Joten yhdessä, herra puhemies, kaikki nämä kolme mahdollistavat maataloustuottajille parempia mahdollisuuksia markkinasuuntautuneissa ympäristössä heidän puolustautuessaan markkinoiden väärinkäytöksiltä. Joten haluan vielä toistaa sen, että arvostan kaikkia parlamentin jäseniä, ennen kaikkea esittelijöitä Itävaltaa puheenjohtajamaana. Se on osoittanut vahvaa tukea tälle aloitteelle, joka suojelee ei pelkästään meidän maataloustuottajiemme etuja, vaan monelta osin myös heidän henki jäämistään, kuten Tarabella sanoi. Kukaan ei ole missään ikävässä tilanteessa tässä ketjussa, jos vain käyttäydytään reilusti. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. Ne vähän oikeastaan pyysitte jo Pilar Äijysöä puhumaan Enmin puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen elintarviketoimitusketjussa maataloustuottajat ovat ilman muuta se heikoin lenkki ja ansaitsevat suojamme. Jos me haluamme, että ollaan itsevaraisia EU:ssa, niin meidän pitää suojella maataloustuottajia. Jälleenmyyntiketjut ovat hyvin keskittyneitä, joten maataloustuottajat tarvitsevat meidän apuamme. Ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota, että olette tehneet tämän ehdotuksen ja kiittää myöskin neuvostoa ja myöskin edustaja De Castroa ja myöskin kaikkia varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Parlamentin kanta on varmaan sellainen, että saamme hyvän tuloksen maataloustuottajille. Meillä on sitten myöskin Euroopassa hyvin suuri maataloustuotto tuotusketju, ja me olemme tiettyjä tavoitteita siellä saavuttaneet jo. Esimerkiksi me olemme katsoneet sitä, miten näitä helposti pilantuvia tuotteita käsitellään. Uskon, että minulla on varmaan minuutti aikaa, uskon, että minulla on kauheasti enää aikaa jäljellä, mutta haluaisin vain onnitella parlamenttia ja kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä. Tämä oli erittäin kiireellinen asia tehdä ja tarpeellinen. Pari vuotta sitten edustaja McKinnon aloitti työryhmän työ ja nyt olemme tässä tuloksien kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi poliittiset ryhmät. Marriott McGuinness on ensimmäinen. Olkaa hyvä. Parlamentin varapuhemies. Kiitoksia, kiitokset komission jäsen. On kyllä aivan totta, että viljelijöiden vetomukset valiokunnallemme eivät kaikoneet kuuroille korville, koska me olemme jonkin aikaa tätä halunneet työstää ja te otitte tämän vakavasti ja teitte ehdotuksen. Kiitokset siitä. Tämä on hyvin merkittävää. Totta kai tämä nyt sitten testataan jäsenvaltioissa ja on hienoa, että totesitte, että haluatte kyllä tässä äh, pitää kiinni täytäntöönpanosta, koska näen, että joissakin jäsenvaltioissa epäröidään ja pohditaan, että miten tämä tehdään. Ja se täytyy tehdä ilman liikaa byrokratiaa. Tämän täytyy olla myöskin tehokasta niin, että ne, jotka haluavat tehdä valituksen, voivat astua esiin ja saada tuloksia. Mutta tämä päivä on minulle suurempi kuin äh, kun ajatellaan nyt näitä kiellettyjä äh, käytänteitä, niin tämä liittyy myöskin elintarvikeen ketjuun, eh, esimerkiksi myöskin veden laatuun ja muuhun. Ja eh, edustaja De Castro oli, oli oikeassa, kun sanoi, että tämänhetkinen järjestelmä toimii hyvin epäjohdonmukaisesti ylhäältä alaspäin, koska tässä viljelijöiden marginaalit tiukentuvat jatkuvasti. Joten tämä on hieno ensimmäinen askel kohti kestävämpää elintarvikeketjua olen lukenut kommentteja Arlasta. He puhuvat kestävästä viljelystä ja sanovat, että kuluttajat haluavat palkita kestävimmät maidon tuottajat. Toivottavasti näin on. Ja ne, jotka tässä toimivat kuluttajien ja viljelijöiden kanssa, vastaavat siitä, että viljelijät saavat kestävän hinnan tekemästään työstä. Viime viikolla minulla oli Irlannin edustaja paikalla täällä. Me puhuimme hyvinvoinnista, ympäristökysymyksissä ja haasteissa ja he vetosivat tähän he sanoivat, että viljelijä ei saa riittävästi palkaa, jota voisi toimia kaikkien näiden äh, asioiden edestä. Tämä on ensimmäinen askel. Kiitokset kaikille, jotka ovat kuunnelleet ja yhdessä me saamme vietyä tätä asiaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi SNT-ryhmän edustaja Nikula Kaputto, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Epäterveitä kaupankäyttöä koskeva direktiivi tässä elintarvikeketjussa. Vihdoinkin saamme nyt sitten asia, joka on tämän kymmenen vuotta työstetty valmiiksi. Ja oli kiittää edustaja Castroa suuresta tehdystä työstä ja kolmikanta neuvotteluissa on otettu huomioon kyllä pk-yritykset ja myöskin pienet maataloustuottajat. Tässä on lisätty myöskin näitä epäterveitä käytäntöjä ja niiden lukumäärää, että vaikka viime hetkessä perutetaan tilauksia tai sitten ei makseta tuottajia tuotteista tarpeeksi jälkikäteen. Ja myöskin tällainen nimetön ilmianto on mahdollista, se on hyvä. Eli tämän koko tutkimuksen aikana, aikana pidetään myöskin luottamus yllä ja myöskin itse tuottaja voi määritellä, mitkä ovat sitten asia suojattavia tietoja. Tämä auttaa eurooppalaista maataloustuottajaa ja vahvistaa tuottajien asemaa suurien jakeluketjun nähden. Kiitoksia, edustaja Kaputo. Seuraavaksi ECRn edustaja, edustaja McIntyre. Thank you. For... Kiitos aivan liian kauan maataloustuottajat ovat olleet hyvin haavoittuvassa asemassa elintarvikeketjussa ja aivan liian kauan suuret vähittäismyyjät eri puolilla EUta ovat voineet väärinkäyttää tuota valtaansa, joka niillä on ollut. Tämä direktiivi, joka koskee epäterveitä kaupan käytäntöjä, on ottanut esille yhdistyneen kuningaskunnan eh, juridisesti sitovan koodin. Siellä todettiin nimittäin, että puhtaasti vapaaehtoiset järjestäjät eivät järjestelyt eivät toimineet, ne eivät muuttaneet suhtautumista ja toimintaa ja siksi lainsäädäntöä tarvitaan. Haluankin kiittää esittelijäämme De Castroa ja muita varjoesittelijöitä ja komission jäsen Hogania kaikesta työstä, jota tämän direktiivin tiimoilta on tehty, jotta maataloustuottajia kohdeltaisiin reilusti. Parlamentin vaatimuksesta direktiivissä on nyt mukana kaikki maataloustuotanto, ei pelkästään elintarviketuotanto, siis myös leikkokukat, jotka ovat aivan yhtä hauraita ja nopeasti pilaantuvia kuin ruoka. Me olemme myös ottaneet huom- kiinnittäneet huomiota näihin kynnysarvoihin, eli 350 miljoonaa tulee mukaan kokonaisuudessaan. Kaikki maataloustuottajat ovat siis mukana. Olen iloinen myös siitä, että direktiivissä ovat mukana ne tuottajat, jotka ovat EUn ulkopuolella, eivät siis pelkästään Kenian ja Perun maataloustuottajat saa suojaa, vaan Brexitin jälkeisessä maailmassa myös yhdistyneen kuningaskunnan tuottajat ovat suojan piirissä myydessään EU-hun. Tämä on hyvä uutinen maataloustuottajille EU-ssa kauttaaltaan ja ilolla tuen tätä.

Sitten vihreän edustaja Maria Oipu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä, että EU on tehnyt yhtenäisen järjestelyn ja että supermarkettiketjujen asemaa verrattuna maataloustuottajia rajoittaa. Kiitoksia esittelijälle ja muille hyvästä yhteistyöstä. Nyt on tärkeää, että Eurooppa ei jää tähän seisomaan, vaan tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia vielä. Maataloustuottajat, myöskin työläiset näissä, näillä pelloilla ja kasvihuoneissa ja teurastamoissa ja pienissä yrityksissä, ne ovat erilaisten paineen alla. Ei pelkästään supermarkettien paineen alla, vaan myöskin, myöskin muiden tuottajien alla, koska jos on ostamaan tiettyjä siemeniä tietyiltä toimittajilta, niin olemme huomanneet, että tämäkin keskittyy, tämä valta näissä myynneissä. Bayerin ja Monsanton yhdistyminen on vain viimeinen esimerkki tästä. Se, että maataloustuottajat voivat todellakin saavuttaa reilun toimeentulon työllään, niin tämä vallan keskittyminen pitää, sitä pitää ajatella kaikilla sektoreilla. Ja tämä onnistuu vain pelkästään kilpailulainsäädännön avulla. Komission jäsen Hogan, oletteko valmiita ottamaan esille tämän kilpailulainsäädännön puitteissa? Voitteko taata sen, että tulevissa fuusioissa otetaan ympäristö, ilmasto ja terveysvaikutukset huomioon? Ja tämä oli juuri Bayer ja Monsanton tilanteessa nimittäin ei tapahtunut. Eurooppa on hyvin kunnianhimoinen projekti ja voimme vain edetä kunnianhimoisesti tästä eteenpäin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Kuen edustaja Matt Carty, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Tilanne, jossa ne, jotka ovat tehneet suurimman työn syömämme ruoan tuottamisessa, saavat vähiten tuottoa, on kärjistynyt joka yksi, jokainen yksittäinen vuosi vähittäismyyjät ovat hyödyntäneet asemaansa ja maataloustuottajat ovat joutuneet yhä kapeammalle marginaalille tekemään jopa tappiota. Monet ovat toivoneet, että EU tekisi jotakin ja puuttuisi epäterveisiin kaupangon käytäntöihin niin, että tilanne tasapainottuisi, että puolustettaisiin maataloustuottajia yritysjättejä vastaan. Tämä oli siihen mahdollisuus, mutta valitettavasti sitä ei ole hyödynnetty. En voi tukea tätä asiakirjaa, koska en voi katsoa maataloustuottajia silmiin ja sanoa, että heidän tilanteensa ei parane, koska tähän ei ole saatu mukaan puuttumista matalalla hinnalla myymiseen. Se on vain yksi räikeä esimerkki siitä, Toivottavasti minä olen väärässä puhemies siinä, että tämän lainsäädännön täytäntöönpano osoittautuu muutoksen tekijäksi maataloustuottajillemme. Pelkään, että näin ei käy. Joko me joudumme jatkamaan niin, että näemme yhä useamman maataloustuottajan lopettavan, poistuvan maaseudulta ja koko maaseudun kärsivän EU-tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. EFTDn edustaja Marko Kiitoksia puhemies, hyvä, kiitoksia esittelijä hyvästä tehdystä työstä. Epäterveyden kaupan käytännön direktiivi, tämä on suuri askel eteenpäin. Nyt vihdoinkin voidaan jakaa talouden tuotanto laajemmin elintarvikeketjussa. Pienet maataloustuottajat hyötyvät, mutta myöskin myynnissä on enemmän tuottajia tarjolla. Tämä on tarvittu direktiivi kaupallisessa mielessä ja näin voidaan sitten suojella niitä, jotka mutivat näiden suurten toimijoiden alle. Sopimukset velvoittavat myymään pieniä tuottoja epäreiluin sopimusmääräyksin, ja tästä tuli huomattavia kuluja heille. Onneksi eurooppaisella tasolla on nyt äh, sanottu tähän selvät sävelet ja kielletään epät terveet kaupankäytännöt. Tämä, tämä auttaa pieniä ja rehellisiä maataloustuottajia. Usein epäterveitä kaupankäytäntöjä käytetään yksipuolisesti ja jälkikäteen tehdään ehtoja. Mutta nyt teemme tärkeän väline, joka auttaa jäsenvaltioita. Jos sovelletaan hyvin, niin nämä säännöt antavat apua pk-yrityksille ja kaikkein heikoimmille elintarvikeketjussa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi ENFn edustaja Stone Stewart Agner. Oikein hyvää iltaa komission jäsen. Pohdin, että se syy, miksi olette hiukan myöhässä, on se, että Theresa May on täällä kaupungissa ja hän pyrki saman teidät saman siihen, että Irlanti lähtisi EU-sta ja näin saataisiin sitten tuo rajaongelma pois päiväjärjestöön, mutta ehkä tämä on liikaa toivottu. Ehkä pohditte myös, tässä on 18 päivää Brexitiin, että miksi brittimepit ylipäätään puhuvat täällä, mutta olen sitä mieltä, että tämä lippu tulee olemaan täällä vielä vuoden päästä. Ja tästä syystä haluan sanoa jotakin tästä mietinnöstä. Olen kyllä tunnelmaan tyytyväinen, mutta minua huolestuttaa, että Britanniassa meillä on Christine Take on henkilö, joka tekee sitä työtä, mistä te puhuitte. Olen huolissani siitä, että hänen työtään nyt vesitetään tämän lainsäädännön käyntiin. Supermarketit sanovat hänelle, että no kyllä Take on, mutta EU tekee näin ja sitten mennään tuomioistuimeen ja vesitetään tämän naisen tekemä työ. Monet ovat minulle vakuutelleet, että näin ei tapahdu, mutta 30 vuoden aikana tässä komissiolla on hirvittävä tapa aina pistää sen lainsäädäntö brittilainsäädännön edelle. Ja toivon, että nyt todistatte, että olen väärässä, koska mielelläni pitäisin kiinni Brit- Britannian status quosta nyt tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Ääniö, kyllä komissio tuli ihan ajoissa juuri tälle paikan päälle. Ja tämä edelleen keskustelu käytiin McKinneysin puhemiehen johdolla, joten tämä takia komissio sen odotti vain 10 sekuntia. McKinneys, haluatteko hyväksyä tähän McKinneysin sinisen kortin kysymykseen. Edustaja Agnew. Kyllä, kyllä. Mr Agnew knows I'm easily provoked, so well done. Don't worry about me. Äkin tietää, että minä provosoidun helposti. Älkää huolestuko, hän on vahva nainen tämän lainsäädännön suhteen. Te pyritte takaisin tähän parlamenttiin lippune kanssa ja sanotte tämän melko iloisesti. En paneekin kysymään, olisitteko pahoillanne, jos me emme ilahtuisikaan teidän läsnäolonne muuttuessa. Haluatteko hiukan selventää? No kyllä, kyllä minä selvennän mielelläni. Minua huvittaa ja naurattaa on se poliitikkojen kykenemättömyys kolme vuotta brittiäänestäjien toiveen jälkeen lähteä täältä. He eivät ole edelleenkään onnistuneet tässä. Tämä hiukan minua huvittaa. No sitten otitte esiin toisen asian, mutta muista nyt mikä se oli. Niin, hän on vahva nainen. En puhunut Teresa Meistä, vaan Kristin Seikonista. Kyllä, kyllä. Eikä hänen työtään pitäisi täältä käsin vesittää. Se minua huolestuttaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten riippumaton edustaja, edustaja Sosnerits. Kiitoksia. Kerran sanottiin, että sosialismi on järjestelmässä, että taistellaan ongelmia vastaan tarvittavista muista järjestelmistä. No, tämä on kyllä hyvin yksinkertaistettu esite. Ja kun pyritään nostamaan veroja ja pyritään käyttämään sitten hyväkseen tätä liikevaihtokäsiä ja sitten myöskin kaikkien pitäisi ilmoittaa tämä liikevaihto, että tietävät, että missä voidaan sitten nostaa taas veroja, ja tämä johtaa taas lisäkuluihin yrittäjille ja uusia asetuksia, ja markkinoilla keskitetään. Tällä on helpompi taas ja hallitusten nostaa näitä veroja taas, ja tuloksena on sitten se, että ei sallita enää, että maataloustuottajat myyvät tavallisille ihmisille, koska heillä on huonoja sopimuksia ja saat huonoja hintoja näiden tuotteen osalta. Tässä ei pyritä siirtymään pois absurdista järjestelmästä, vaan luoda lisää absurdeja määräyksiä. Tuskin maltan odottaa. Kiitoksia. Puhemies, pyytäisin edellistä puhujaa kääntymään puoleeni. Niin voisin selittää hänelle moniakin ongelmia henkilökohtaisesti useamman vuoden jälkeen voimme nyt todeta, että meillä on eurooppalaiset puitteet, joilla torjumme epäterveitä kaupan käytäntöjä elintarvikeketjussa. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä direktiiviehdotuksesta sekä esittelijä De Castroa ja varjoesittelijöitä tehokkaasta työstä, jonka avulla olemme onnistuneet työstämään sopimuksen, joka saadaan läpi vielä tällä toimikaudellamme. Haluan myös kiittää McGinnessia, joka laati asiasta lausuntomme kolme vuotta sitten, ja silloin se hyväksyttiin täysistunnossa. Haluan tuoda esille yhden niistä seikoista, miksi maataloustuottajien asema neuvotteluissa on huono. He ovat pieniä toimijoita. Noin 10 prosentilla maatalousyrityksistä on mahdollisuus olla valideja pelureita markkinoilla. Ja siksi markkina-aseman parantaminen tarkoittaa sitä, että mm, maataloustuottajat saavat liittyä ryhmittymiksi. Meillä on paljon pieniä maatalousyrityksiä ja niiden on vaikea organisoitua, järjestäytyä esimerkiksi tuottajaryhmiksi. Haluan myös äh, mainita vuoropuhelun tarpeen. Tuotantoketjussa vaikuttaisi siltä, että jalostusala puhuu mieluummin maataloustuottajien kanssa median kautta kuin suoraan. Eiköhän tähän kannattaisi komission ja parlamentin yrittää puuttua. Tämä direktiivi on hyvin pitkälle menevä kompromissi ja sitä on työstänyt komission jäsen Hogan. Kompromissit eivät sellaisinaan aina ratkaise kaikkia ongelmia, mutta tämä on hyvä alku kaikesta huolimatta. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan mennä pidemmälle ja ratkaista ongelmat kunnollisemmin. Haluaako edustaja Sikerski hyväksyä sinisen kortin? Kysymyksen edustaja Sosnistilta. Kyllä, teillä on puheenvuoro. Ja chciałem zapytać pana wielokrotnie... No, Kysymys on seuraava usein on äänestetty päätöslauselmista parlamentin sanottu, että on prioriteetti, että tuetaan perheyrityksiä. Sanoitte juuri, että pienet tilat ovat syy sille, että heidän tilansa on niin heikko. Miten te äänestätte, kun parlamentti tätä lainsäädäntöä tekee, kun sanovat, että haluavat pitää kiinni näistä tehottomista pientiloista? Niin, pitkän aikaa olin esittelijänä pienistä maataloustuottajista. Pieniä maataloustuottajia tulee tukea, heillä on oma arvonsa sinänsä. Ja samanaikaisesti olemme nähneet, että markkinoilla on tapahtunut konsolidointumista, joka parantaa sitten maataloustuottajien eh, mahdollisuuksia liittyä yhteen, jonka avueella heillä on sitten enemmän vaikutusvaltaa markkinoilla kuin yksittäisenä tuottajina. No tämä on prosessi, joka on jo jatkunut jonkun aikaa ja tätä pitää tukea jatkossakin. Mutta heitä pitää tukea myöskin sosiaalisesti ja myöskin maataloustuotanto yleensä ylipäätään pitää tukea. Puhemies eh, antaa puheenvuoron Ageria Karsialle seuraavaksi. Kiitoksia Täällä kaikki ovat jo onnitelleet esittelijä. Tämä on loistava aloite. Minä haluan onnitella tässä varjoesittelijöitä äh, Agrista, Imkosta ja Envistä ja varsinkin komission jäsen Hogania. Ensimmäistä kertaa yli vuosikymmenen jälkeen komission jäsen on vienyt direktiivin kollegion läpi, joka on tämän laajuinen. Aikaisemmin tämä ei ollut mahdollista ja tästä syystä tämä on äärimmäisen tärkeää. Me liian pitkään äh, ajattelimme, että äh, elintarvikeketju, tuotantoketju olisi kunnossa, jos hinnat olisivat kunnossa, mutta näin ei ole. Tässä on äh, epäterveitä kauppatapoja, jotka täytyy korjata ja tässä heikoimpia täytyy suojella ja tämä sitten saavutetaan tämän direktiivin avulla. Arvoisa komission jäsen, hyvä Paulo, meidän täytyy tehdä selväksi, että Eurooppa on maanviljelijöiden ja kuluttajien puolella. Tähän asti näin. Tämä ei ollut mahdollista, emmekä me nyt enää tässä äh, tähän illuusioon äh, yri, vaan me, äh, me, meidän täytyy jatkaa tähän suuntaan. Tämä on hyvä alku. James Nicholson, Edustaja Nicholson, olkaa hyvä. Oh dear. Yeah, it's working. Toimiiko? Toimiiko? Kiitoksia puhemies. Kiitokset. Onnittelut minunkin puoleltani. En olisi vähempää odottanutkaan Paolo de Castrolta kuin tämän mietinnön, jonka hän on tehnyt, mutta haluan onnitella myös sitä upeaa vauhtia, jolla tähän sopimukseen päästiin huomattavaa suurten toimijoiden neuvotteluvalta on jättänyt maataloustuottajat puristuksiin tuottajien ja suurten monikansallisten väliin. Tämä epäterveet kaupan käytännöt on ollut jatkuva ongelma ja maataloustuottajille on pitänyt yrittää miettiä jonkinlaista suojaa. Tähän on ollut monenlaista puitteistoa jo jäsenvaltioissa. Aivan liian pitkään olemme voineet nähdä, miten valta on keskittynyt ostajille ja maataloustuottajat eivät ole voineet juurikaan vaikuttaa markkinahintaan. Epäreilut käytänteet ovat leikanneet heidän voittomarginaaliaan. Maataloustuottajat ovat saaneet 21 prosenttia lopullisesta maataloustuotteen hinnasta keskimäärin. Nämä eri toimet joustavat toiminnot menevät hyvin pitkälle. Niillä voidaan korjata epätasapainoa ja antaa maataloustuottajille lisäsuojaa ja ajaa korkeampia standardeja, mutta varoitan, me emme kuitenkaan saa olla tyytyväisiä ja kuvitella, että työmme on jo tehty. Yksi suurimmista esteistä menestyksekkäälle eurooppalaiselle lainsäädännölle on siinä, että täytäntöönpano jäsenvaltiotasolla ei tapahdu kunnolla tasolla, ei Brysselissä, vaan jäsenvaltiotasolla ja siellä meidän on seurattava tätä tarkoin. Keskeistä on täytäntöönpano ja sen seuranta, mitä on tapahtunut. Monet sanovat, että pitäisi olla enemmän, mutta tiedättehän, on ensin täytyy ryömiä ennen kuin voi kävellä. Nyt ainakin onnistuttiin tässä. Seuraava puhuja on Gian Carlos Scotta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitokset esittelijä De Castro. Epäterveet kaupankäytännöt elintarvikeketjussa on ensimmäinen askel sitä, sillä tiellä, joka pitää käydä ja poistaa kaikki epätasapainot maataloustoimijoiden ja hankkijoiden välillä. tuottajat ovat tietenkin ala-asemassa näissä ketjuissa, kun he joutuvat myymään, tuottaa, myymään tuotteitaan suhteettomaan hintaan. Ja joutuu myöskin maksamaan jostain markkinointitoimenpiteistä ja varastointitoimista. Me Italiassa me olemme, me olemme myöskin nähneet, että meillä on tällainen oma järjestelmä, joka on muuttanut, nämä osuuskunnat ovat muuttaneet tilannetta huomattavasti. Näin voidaan myöskin puolustaa paremmin maataloustuottajia epäterveitä kaupan käytännöltä. Joskus joutuu myymään liian alhaiseen hintaan verrattuna tuontohintaan, että tässä tämä aiheuttaa ongelmia. Tuemme siis sitä ehdotusta, joka tässä on tehty. Ja toivottavasti seuraavalla vaalikaudella pyritään luomaan uusia ehdotuksia, jotta kaikkialla – Euroopassa nähdään maataloustuotteiden todellinen arvo, joka ottaa huomioon sitten niiden todellisuuden ja myöskin todelliset kustannukset. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Tantan. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisa Paulo. Tässä on pitkä tie takana, jonka tarkoituksena on saada tasapaino elintarviketuotantoketjuun ja vahvistaa maanviljelijöiden asemaa. Tämä me halusimme tehdä. Me olemme viimeisen kahden vuoden aikana saaneet kolme tekstiä aikaiseksi. kilpailulainsäädännön soveltaminen maataloustuotteissa, no, no, no sitten kirjalliset sopimukset ja eurooppalainen puitteisto epäterveiden kauppatavojen osalta me voimme nyt sitten pääpystyssä kääntyä viljelijöiden puoleen. Asia on ollut blokerattuna useiden vuosien ajan, mutta parlamentilla on ollut merkittävä rooli, rooli tässä neuvoston kohdalla. Nyt sen täytyy edelleen käsitellä tätä asiaa, koska tämä on merkittävän tärkeä. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja haluamme kiittää komission jäsentä tässä työryhmän, joka käsitteli asiaa. Sen tekemä työ on ollut tässä merkittävää. Tässä tarvitaan markkinoiden avoimuutta. Komissio on tehnyt työtä ja seuraavien viikkojen aikana me saamme sitten konkreettisia ehdotuksia. Ja arvoisa komission jäsen, vielä kerran me tarvitsemme teidän tukeanne, jotta saavutamme nyt tuloksen, koska tämä on ylväs tavoite, mikä meillä on, ja haluamme kiittää teitä siitä. Kiitos. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Andreu. Push button. Okay. Merci. Kiitos puhemies. 350 euroa kuukaudessa Tämä on kolmanneksen, viljelijän kolmanneksen tulo Ranskassa. Suuret elintarviketuottajat kuitenkin kasvattavat tässä kannattavuuttaan ja pystyvät sitten jakamaan osinkoa osakenomistajille. Tämä on epätasa-arvoinen tilanne ja meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin niin, että viljelijät voivat elää työstään. On äärimmäisen tärkeää nyt puuttua tähän. Kiitoksia Paolo de Castorille ja myöskin varjoesittelijöille. Kiitos. Kiitokset myöskin teille komission jäsen, että sallitte sen, että nyt me olemme saavuttaneet päätöksen tämän direktiivin osalta. Me olemme vähentäneet epätasa-arvoa, olemme lisänneet avoimuutta ja nyt voimme tarkastella tätä tilannetta ja nyt me olemme rohkaistuneet tässä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin mennä pidemmälle kuin mitä tässä tekstissä todetaan. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Pelder, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies Myöhäistyneet maksut, yksipuoliset ehdot ovat esimerkkejä siitä, mitä kohdataan. Tällä viikolla me äänestämme epäterveistä kaupan käytännöistä. Tämä on tärkeä askel. Haluan onnitella esittelijää, varjoesittelijöitä sekä komission jäsentä heidän osuudestaan. Oleellisin kohta minun puolestani on se, että primäärituottajat voivat tehdä hyvin luotettavalla tavalla valituksen. Jäsenvaltioiden asia on nyt panna tämä hyvin täytäntöön ja näin varmistaa elintarvikeketjun toimiminen. Minä toivon, että jokaisessa jäsenvaltiossa on pian saatavana ruokaa, joka on riippumattomasti tuotettavissa niin, että on myös kanne- ja valitusoikeus ja että se, mitä tuodaan pöydän ääreen, on näin saatu ratkaistua ilman, että siihen joudutaan tuomariteitse puuttumaan. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Filip Luoso, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä mietintö epäterveistä kauppatavoista elintarviketuotantoketjussa – on nyt vihdoin ja viimein täysistunnossa. On kestänyt noin vuoden sen jälkeen, kun lainsäädäntöehdotus tuli, kun tekstistä voidaan nyt sitten täällä äänestää. Trilogissa viime lokakuussa kysyttiin, tai sitä kautta ollaan voitu tuottajien tilannetta parantaa. Epäterveet kauppatavat on tässä nyt käsitelty ja eh, tuottajajärjestöt voivat nyt esimerkiksi tehdä valituksia tuottajista. Ja kuitenkin tuo, tässä suojellaan sitten näiden identiteettiä. Nämä parannukset eh, saavat aikaiseksi sen, että tuottajia voidaan paremmin suojella – ja tästä syystä me olemme maatalousvaliokunnassa tukeneet tätä mietintöä ja tuemme sitä myöskin tällä viikolla täysistunnossa. Työ on kuitenkin äh, vielä tehtävänä, äh, nyt kun sitten täytyy tämä toimeenpanna äh, jäsenvaltioiden tasolla. Tämä ei ole mikään ihme lääke kun ajatellaan tiettyjä maita, esimerkiksi Ranskaa, voimme havaita, että edelleenkin tuottajien tilanne äh, elintarvikeketjussa ei ole hyvä ja nyt pyrimme tähän vaikuttamaan. Nämä ovat hyvin kiireellisiä äh, kysymyksiä ja vaikuttavat myöskin hyvin vahvasti maataloustuottajien talouteen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Eloksi Daniel Pura. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa komission jäsen Houkaan ja myöskin kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana mietinnön valmistelussa teidän tehdystä työstä. Komissio pyrkii tukemaan maataloustuottajia, jotka kärsivät epäreilusta kilpailusta energiaketjussa. Tällaiset epäterveet kaupan käytännöt, tämä koskee juuri maataloustuotteita ja pieniä tuottajia. Aika usein maksetaan heikosti laskuja tai sitten perutaan nämä tilaukset myöhään. Oikeastaan tämä koskee koko ketjun oikeuksia, joten tämän pitäisi johtaa siihen, että maataloustuottajien oikeuksia vahvistetaan ja kuluttajat saavat hyviä tuotteita sopivaan hintaan. Samalla luodaan myöskin oikeusturvaa, hinnat vakautetaan ja vakautetaan myöskin maataloustuotanto, että 11 miljoonan maataloustuottajan ja myöskin valmistusteollisuuden 300 000 toimijan oikeus ottaa huomioon. On aina tärkeää katsoa tuottajien tilannetta ja että neljän vuoden päästä katsotaan uudestaan, että onko täytäntöönpano ja kansalliset lainsäädännöt tehty oikealla tavalla. Kiitoksia. Kiitokset. Maria Gabriela Zona seuraavaksi, olkaa hyvä. Domnule komissar, domnule președinte, stima... Herra puhemies, komission jäsen, arvoisat kollegat. Suuret supermarkettiketjut ovat vahvassa neuvotteluasemassa ja tämän asemansa ja näiden epäterveiden kaupankäytäntöjen takia meillä on liikaa ongelmia. Me joudumme jatkuvasti yhä uudelleen toteamaan, että neuvotteluvalta on epäoikeudenmukainen ostajien ja myyjien välillä. Epäterveet kaupan käytännöt tarkoittavat sitä, että suuret, ne joilla on valtaa, voivat lyödä läpi tiettyjä sopimusehtoja omaksi edukseen. Nämä eivät ole aina epäterveitä kaupan käytäntöjä, jos kumpikin osapuoli niihin suostuu, mutta nythän on todettu, että näitä epäterveitä kaupan käytäntöjä on olemassa paljon ja osin ne ovat pakotettuja. Niistä ei ole sovittu etukäteen, niissä ei ole selkeitä sopimusehtoja, joista on sovittu eri osapuolten välillä meidän tulisi huolehtia siitä, että kaikki kauppaketjut noudattavat lakeja kansallisia lakeja, mutta myös eurooppalaisia määräyksiä niin, että epäreilua kauppaa ei ole. Kiitoksia. Seuraavaksi Innocenzo Leontini. Kiitoksia puhemies ja suuret kiitokset tehdystä työstä, kollega De Castro. Tämä teksti, joka on neuvoston kanssa yhdessä katsottu direktiivirtuksesta, siis liittyen epäterveisiin kaupan kaupankäyntöisiin, yritysten välisessä suhteessa elintarvikeketjuissa on erittäin tärkeä ja, ja tarvittu. Kaikki maataloustuotannossa suuntautuu markkinoille ja tietenkin elintarvikeketjussa ostajilla on tärkeä rooli, kun katsotaan pieniä maataloustuottajat, jotka ovat erittäin haavoittuvassa asiassa, kun käyttää epäterveitä kaupankäyntöjä. Ja he voivat silloin joutua noudattamaan epäreiluja sopimuksia pitää katsoa sitten, että mitä onko jotain vaihtoehtoja, joilla tavoin voidaan sitten luoda markkinoita tuotteille. Epäterveitä kaupan käytäntöitä, niitä kielletään nyt kaikkialla Euroopassa tämän luettelon avusta. Voitte olla varmoja, että tuen tätä ehdotusta ja näin luodaan maataloustuottajille tasavertoiset mahdollisuudet. Tämä on tärkeää myöskin Italian maataloustuottajille, erityisesti Sisalian, Sisilian maataloustuottajille. Seuraavaksi Gilles Leperton, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Castron mieto. Tässä pyritään äh, toimimaan epäterveitä kauppatapoja vastaan, äh, jotka äh, aiheuttavat ongelmia pientuottajille maataloustuottajille ja tästä syystä minä olen tämän kannalla. Nyt Euroopan unionin täytyy ottaa vastuu tässä kriisissä, joka aiheuttaa sen, että usein viljelijät jopa ovat vieneet hengen itseltään. Kun ajatellaan suuria maatalousmaita, Kanada, Australia, Brasilia, eh, ne eh, aiheuttavat eh, epätervettä kilpailua ja pitäisi kuitenkin eh, tässä ottaa huomioon ympäristö- ja terveyslainsäädäntö. Tämä on järkyttävää liberalismia ja myöskin tämä liittyy maito- ja sokerikiintiöihin ja eh, meidän täytyy nämä hinnat, maidon ja sokerin hinnat eh, pystyä tasamaan. Olette samaa mieltä, olen samaa mieltä siitä, kun tässä esimerkiksi Ranskassa Epevillissä ja Kaniissa kaksi sokeritehdasta ollaan sulkemassa ja siellä on tuhansia viljelijöitä, jotka ovat joutuneet ongelmiin. Minä todellakin toivon, että komissio tunnustaa nyt virheensä näissä kysymyksissä. Ja nyt sitten täytyy uutta maatalouspolitiikkaa tukea niin, että voidaan laadukasta viljelyä vahvistaa, eh, eikä inspiroitua amerikkalaisista, jotka vievät meiltä terveyden ja työpaikat. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Schwab ei ole täällä, se Sergio Santos seuraavaksi. Kiitoksia, puhemies. Ja hyvä komission jäsen, ensinnäkin haluaisin Paolo de Castroa onnitella hyvästä neuvottelutuloksesta neuvoston kanssa maataloustuottajien eduksi. Tämä on edistysaskel parantaa maataloustuottajien tämänhetkistä tilannetta ja suojelee heitä epäterveiltä kaupan käytännöiltä. Nyt luodaan vähimmäissuojan taso Euroopan unioniin ja tämä taataan joka teki jossain jäsenvaltioissa on ollut jo käytössä, mutta näin tällä tavoin myöskin saadaan reilumpia hintoja tuottajille. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa erityisesti parlamentin tärkeää roolia, kun komission alkuperäistä erotusta parannettiin. Tämähän oli tätä luetteloa epäterveyden kaupankäytön osalta laajennettiin, otettiin myöskin kolmansa maissa to, to, toimivat yritykset mukaan tähän. Edustaja Frank Pokovic, olkaa hyvä. Mr. Schwab, please wait a little bit. Edustaja Schwab, odottakaa hetkinen. Hvala za besedo. Velika koncentraatio trgovin, iskorišćanje... Iso keskittyminen kaupan alalla – pientuottajien hyväksikäyttö. Ja tästä syystä sitten kuluttajien ongelmat ovat yhdistäneet tämän parlamentin ja parlamentti tulee myöskin hyväksymään tämän hyvän mietinnön ja myöskin edustaja McGinnessin päätöslauselma tullaan hyväksymään. Paljon kiitoksia komission jäsen teidän osuudestanne. Te osoititte olevanne rohkea ja tiukka ja yhdessä Äh, aikaisemman kollegamme äh, Rova Köstingerin, eli Itävallan puheenjohtajan valtion edustajan kanssa äh, toitte tämän direktiivin nopeasti meidän käsiteltäväksemme niin, että se voi astua voimaan. Nyt totta kai jäsenvaltioidenkin täytyy kahden vuoden sisään toimeenpanna tämä direktiivi ja näin sitten turvata ja suojella maanviljelijöitä ja kuluttajia monet direktiivit on jo saatu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja jos tämä nyt sitten vielä saadaan osaksi tätä, niin kestävä elintarviketuotantoketju on näin turvattu tulevaisuuden osalta. Monet äh, maanviljelijät ovat joutuneet lähtemään näiltä markkinoilta sen takia, kun tulotaso oli jakautunut heikosti, vain 21 prosenttia myyntihinnasta menee viljelijöille ja tämä on totta kai hirvittävä merkki. Totta kai täytyy myöskin tässä vedota myyjiin niin, että tämä jako olisi parempi myös niille, jotka toimivat maanviljelyksessä. Moran. Kiitos. Edustaja Moran seuraavaksi. Moran is present. Edustaja Moran, onko hän paikalla? monsieur le président. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kaikkialla Euroopassa maataloussektori on epävarmassa tilanteessa ja haluan tässä myöskin kiittää tästä tehokkaasta esittelijän ja varjoesittelijän tekemästä työstä ja Euroopan komissio on tätä tukenut. Onnittelut tästä sopimuksesta, jonka yhteislainsäätäjät ovat löytäneet. Maanviljelijät voivat näin paremmin elää työnsä hedelmillä ja se on hyvä. Tässä on äh, esimerkiksi sopimusta ei voida enää muuttaa yksipuolisesti, vaan tässä on monia asioita, jotka nyt ovat epäterveitä ja tuottajat saavat yleensä vähemmän kuin neljänneksen tuotosta ja tämä ei ole järkevää. Se asettaa kyseenalaiseksi koko maataloussektorin. Jos nyt halutaan tässä paikallista tuotantoa parantaa, niin sitten täytyy ottaa tämä huomioon. Tämä on ensimmäinen askel kohti parempaa arvonjakoa myöskin elintarvikeketjussa ja todellakin toivon, että tämä direktiivi, joka ei pysähdy rajoillemme, pannaan tehokkaasti täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissamme. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Näen, että Nyt tässä näyttää poliittisten ryhmien mukaan nämä nimet. Seuraavaksi Otmar Karas, olkaa hyvä. What's happened? As for speaking time. I have one and a half minutes of speaking time. I was on the list. I am on the list. Minä olen kyllä luettelossa ja minä Minulla oli puolitoista minuuttia puheaikaa. So, let's... Tämä tulee tarkistamaan kyllä vielä, mutta jatketaan kuten toiminnan totesin, että minun luetteloni mukaan Rova Sofia Ribeiro olisi seuraava. My backup check the screen. Taululta vielä. O final do mandato aproxima-se e agora mais do que nunca os nossos concidadãos olham para nós. Kiitoksia puhemies. Lainsäädäntökausi on loppumassa, mutta kansalaiset katsovat nyt sitä suremmin meihin, mittaavat meitä suhteessa lupauksiimme ja epäterveiden kaupan käytäntöjen kohtalo on hyvä esimerkki maataloustuottajien puolustamisesta. Nyt on vihdoinkin saatu aikaan direktiivi, jolla saadaan enemmän vakautta maataloustuottajille ja voidaan välttää tai auttaa välttämään epäterveitä kaupan käytäntöjä. Tämä on tärkeää Euroopan maatalouden kannalta. Nyt kielletään laittomat toimintamuodot, yksipuoliset sopimusmuutokset, yritykset, vierit, että taloudelliset tappiot maataloustuottajalle, pilaantumien tuotteiden vastaanottamatta jättäminen. Tuottajajärjestöt voivat nyt nimettömästi tehdä kanteita maataloustuottajien puolesta. Aiemmin tätä nimettömyyttä ei ole voitu taata. Euroopan parlamentti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 vuorossa. E Tämä e- maatalouspolitiikka on tärkeä pilari EU:ssa. Annamme paljon tukea maataloustuottajille, mutta aika usein kauppapolitiikkaa syytetään tässä, koska meidän maataloustuottajamme jäävät tämän kaiken rakenteen alle. Suuret e- jälleenmyyntiketjut käyttävät heitä hyväkseen koska maataloustuottajat ovat kaikkein heikompia tässä. Näin tavallaan toimitaan Eurooppaa vastaan, kaikkia meitä vastaan. Ja meidän nyt pitää vihdoinkin nyt katsoa, missä tilanteessa ollaan maataloustuottajien osalta, kuluttajien osalta, ja tukea etelää ja alueita, minun aluettani Sisiliaa, jossa maataloustuotteiden tuotanto on huomattavan suurta ja sitä pitää suojella mutta meidän De Castromme, valiokunnan varapuheenjohtajan tehokkaan työn avulla voidaan nyt tukea maataloustuottajia, PK, pieniä PK-yrityksiä. Pan Karas, bardzo proszę. Kiitoksia. Edustaja Karas. Puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat meidän eurooppalainen järjestysmallimmehan on sosiaalinen markkinatalous, tai ainakin minun. Siihen kuuluu markkinoiden säätely, ennen kaikkea se, että säädellään markkinoita siihen suuntaan, että heikompi markkinaosallinen ei jää suurten ylivallan alla huonompaan asemaan. Ja juuri Tähän me puutumme direktiivillä, joka koskee epäterveitä kaupan käytäntöjä elintarvikeketjussa. Me poistamme nyt olemassa olevat virheet, joissa suuret kauppaketjut rasittavat maataloustuottajia ja muita taloudellisesti riippuvaisia tavarantoimittajia. Me kitkemme pois sellaista kuin myöhästyneet maksut tai lyhyellä aikavälillä tapahtuva toimitusten peruuttaminen. Näin me voimme puuttua tekijöihin, jotka uhkaavat maataloustuottajien taloudellista olemassaoloa. Näin, hyvät naiset ja herrat, me lopetamme myös epäterveet yritysten väliset suhteet, joissa ei voida toimia molemmin, molemmin puolisesti. Me estämme sen, että että sopimuksia ei enää voida kieltäytyä tekemästä kirjallisesti. Ja olen iloinen siitä, että tämä sääntely ulottuu myös kolmansiin valtioihin, että meillä on nimetön kannemahdollisuus maataloustuottajille ja että meillä on riidan sovittelumenettely. Kiitän Itävaltaa neuvoston puheenjohtajamaana sen panoksesta. Näin epäterveet kaupankäytännöt saadaan vihdoinkin päättymään. Kiitoksia oikein paljon. Nyt kuulin selityksen täällä, että tämä näyttö toimi niin, että EPP on aina korkeimpana tässä näytöllä. Tämä jo johti tähän, mikä täällä on. Nyt jatketaan sitten alkuperäisen puhujalistan mukaan. Sean Colli, olkaa hyvä. Sean Colli, Sean Colli. En ole maatalousvaliokunnassa, mutta tulen Irlannista. Maatalousmaa ja tämä aihe kiinnostaa minua erittäin paljon. Ensimmäinen mandaattini äh, alkoi seitsemän vuotta sitten. Olin paljon kokouksissa Koratsa äh, Bilsin, äh, McKinneysin, Köstingerin ja muiden kanssa, joissa tätä asiaa käsiteltiin. Ja muistan, kun komission jäsen Hogan – totesi, että tämä on yksi niistä aiheista, joihin hän haluaa puuttua. Ja monet eivät uskoneet häntä tuolloin, totesivat, että olisi ollut mahdotonta, mutta hän on nyt tässä saanut jotakin aikaiseksi, niin kuin parlamenttikin, ja voimme olla tyytyväisiä kyllä tuloksiin. Kun ajatellaan epäterveitä kaupan käytäntöjä, myöhäiset maksut, huonoksi menevät tuotteet, sopimukset, kaikki nämä asiat on tässä käsitelty. Yksi asia oli erittäin tärkeä. James Nicholson sanoi, että tämä on hienoa, ja näin on. Mutta se täytyy toimeenpanna ja sitä täytyy myöskin valvoa jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan varmistaa, että hyödyt tulevat maanviljelijöille, varsinkin kun ollaan huolissaan huonosta säästä, laskevista hinnoista ja varsinkin Brexitistä. Ja yksi viesti on se, että jos Euroopan parlamentti ja komissio ovat viljelijöiden takana tässä asiassa ja voivat ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin, niin sama varmasti pätee myöskin Brexitiin, mikäli se tapahtuu, vaikka Agnewn ennuste olisikin totta. Ja se ei tapahtuisi ollenkaan, ja sehän olisi ihan täydellinen ratkaisu. Kiitos. Kiitoksia. Mariana Petri seuraavaksi. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Kysely joka esitettiin epäterveistä kaupan käytännöistä maataloustuottajilta ja muilta maatalousalan toimijalta osoitti sen, että epäterveet kaupan käytännöt EUn tasolla ovat noin 10 miljardin euron arvoisia vuodessa. Epäterveet kaupan käytännöt ovat nuorten mielestä suurin este sille, että lähtevät mukaan maataloussektorille toimintaa. Tämä siis vaarantaa maatalouden ja elintarvikehuollon tulevaisuuden. Se on tällä hetkellä jo alhaisen palkan sektori, yksi kaikkein alhaisimpia EU-ssa, ja tämä tietenkään ei parane. Sen lisäksi ostajat ovat aina vahvempia elintarvikeketjussa, ja silti he vielä jättävät kaikki riskit maataloustuottajille maksuajat pidentyvät, varastointi tai myynti, kaikki asetetaan maataloustuottajan rasitteeksi. Tämän takia pitää käydä vuoropuheluun tästä asiasta ja olen sitä mieltä, että verotus on pienten maataloustuottajien tueksi tehty, jotta näin voidaan auttaa heidän toimintaansa yhteismarkkinoilla. Kiitoksia. Andreas Schwab, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, ensinnäkin anteeksi, että myöhästyin. Olin talousvaliokunnan äänestyksessä loppuun asti ja pääsin tänne vasta hiukan myöhässä. Kaikki kai voimme lähteä siitä, että PK-yritysten suojelu, ennen kaikkea pientuotannon suojelu maataloudessa on aina ollut monien tämän parlamentin voimien puolelta, ennen kaikkea Euroopan kansanpuolueen ryhmän puolelta haluaisinkin todeta, että mm, haluan kiittää kaikkia, jotka ovat vaikuttaneet tämän direktiivin aikaansaamiseen, ennen kaikkea herra De Castroa, mutta minusta pitää silti tehdä selväksi, että tämä direktiivi ei hyvä komission jäsen ole kaikilta osin täydellinen, sillä tässä sovellusalaan kuuluvien yritysten suojelu menee paljon pidemmälle kuin mikä oikeastaan toistaiseksi on ollut PK-yritysten määritelmä. Voidaankin kysyä, onko laajempi PK-yritysmääritelmä tarpeen, mutta jos tämä kysymys esitetään, tarvitaan Euroopassa oikeastaan seuraamusarviointi ja siksi olen hiukan epäröivä sen suhteen, voimmeko me lähteä maatalousalalta käsin laajentamaan PK-yritysmääritelmää vai eikö tähän olisi tarvittu hiukan enemmän aikaa. Toinen ongelma mielestäni on se, että tämä direktiivi oikeastaan lähtee siitä, että meillä on yhtenäiset eurooppalaiset markkinat myös maataloustuotteiden puolella. Siinä mielessä olisi ajatusloogisesti ollutkin oikein lähteä vetämään tätä yhteisharmonisoinnin suuntaan niin, että jäsenvaltioissa ei enää ole pirstoutumista yksittäisiin määräyksiin. Näin voitaisiin saada totta kai markkinoiden yhdenmukaisuus kyseenalaistettua. Kaiken kaikkiaan hyvät kollegat, hyvä komission jäsen, me tuemme tätä, mutta me jatkossa seuraamme, kuinka asia kehittyy. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Schwab, hyväksyttekö, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Moilta? Yes, please ask a question. Kyllä, voit esittää kysymyksen. No. Nie ma pytania. Dobrze, wobec tego w imieniu komisji... Ah, kysymys on vedetty pois joten seuraavaksi TV valiokunnan edustaja Mäkivän, olkaa hyvä. Thank you, miss. Kiitoksia puhemies. Niin kuin monet ovat sanoneet, että tämä on lainsäädäntöä, jonka puolestaan me olemme tehneet työtä jo vuosia. Kiitokset komissionisen Hogan, että nyt otitte tämän työstettäväksi. Ja kiitoksia Pauli Castro, että tämä onnistui ennen tämän vaalikauden loppua, ennen Brexitia. Minä puhun DEVE-valiokunnan nimissä ja tärkein asia meille on se, että tämä lainsäädäntö ei kata ainoastaan EU-viljelijät, vaan myöskin maapallon eteläpuolella, sillä he todella ovat samankaltaisessa tilanteessa, kun me heillä on hyvin vähän vipuvarta. kun ajatellaan, että ainoastaan 4-9 prosenttia esimerkiksi banaanista menee viljelijöille ja sama kaakaon osalta, jos nyt ajattelee tätä, hinnat eivät laske. Joku tässä nyt tekee rahaa, eivätkä viljelijät. Ja tämä on erittäin hyvää lainsäädäntöä. Meidän täytyy nyt rakentaa sen pohjalta. Haluaisin kiittää kaikkia kampanjoja, esimerkiksi vapaakaupan virastoista, yhteisöistä ja kaikista toimijoista ja toivottavasti me nyt jatkamme tässä konfliktiminerjaan, tekstiilien ja muiden hyödykkeiden kohdalta niin, että saamme tätä lainsäädäntöä vietyä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi vain ilman puhujalistaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Menet neuvottelujen menestys tässä aiheessa on suuri saavutus maataloustuottajille. Tämä osoittaa nyt sen, että olemme vihdoinkin päättäneet tämän pelkotekijän käytön. Me olemme luoneet luettelon näistä kielletyistä käytännöistä. Se on suuri askel eteenpäin asiassa. Täällä on vielä monia muita tapauksia, joissa epäterveitä kaupan käytäntöjä on kielletty, kuten myöhästyneet maksut ja muut vastaavat toimet. Maksua ei voi enää viivästyttää tai kieltäytyä siitä ilman syytä. Ja Pyydän kaikkia jäsenvaltioita, myöskin Bulgaaria, kehittämään tarpeellisia askeleita ja toimia tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marjas. Kiitokset, herra puhemies. Nämä epäterveet kaupankäytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ovat esillä asialistalla. Me tiedämme, että käytännössä Tämä ei ole mitään reilua kauppaa. Me tiedämme, että maataloustuottajia riistetään. Me tiedämme myös, että parhaassakin tapauksessa maataloustuottajat saavat 20 prosenttia tuotteen lopullisesta hinnasta, koska monikansalliset yritykset ja suuret elintarvike- ja jakeluketjut ovat välissä. Ja tukkukauppa kiristää ihmisiä. Jälkikäteen tehdäänkin muutoksia sopimuksiin ja niin edelleen, ja kaikki kääntyy maataloustuottajien kannettavaksi. Siksi nämä epäterveet kaupankäytännöt on kiellettävä. Tietysti myös pankit voivat antaa edullisia luottoja maataloustuottajille. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Veltmans, olkaa hyvä. Dank u wel, de voorzitter, collega's. Kiitokset puhemies, kollegat. Oikeastaan halusin aluksi kiittää komission jäsen Hogania. Minusta tämä direktiivi on todellakin äärimmäisen tarpeen, jos me haluamme, että maataloustuottajat pärjäävät Euroopassa ylipäätään. Tällä direktiivillä, hyvät kollegat, saadaan 16, 16 epätervettä kaupan käytäntöä päättymään. Tämä direktiivi pyrkii nyt huolehtimaan yhtäläisistä toimintamahdollisuuksista ja asemasta maataloustuottajille. Ja tämä liittyy siihen, että yhtäkkiä on peruttu tilauksia, että on yksipuolisesti muutettu sopimuksia ja on kieltäydytty kirjallisista sopimuksista. Nyt tämä kaikki ei enää käy. Komission jäsen vuoden 2017 eurobarometrista kävi ilmi, että 88 prosenttia kyselyyn osallistuneista tuki täysin maataloustuottajien aseman parantamista. Tällä direktiivillä siihen pyritään ja toivon, että jäsenvaltiot toimivat nopeasti niin, että maataloustuottajia voidaan tukea paremmin. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Miguel Viekas. Paljon kiitoksia, puhemies Portugalin maanviljelijöillä on tällä hetkellä vain 20 prosenttia loppuhinnasta, minkä he voivat saada itselleen. Tiedämme, että suuryritykset ovat kuin petoeläimiä ja tämä todellakin aiheuttaa sen, että hinnat tuottajille laskevat laskemistaan. On valitettavaa, että Euroopan unionin viimeisen viiden vuoden aikana ei ole tehnyt mitään No nyt sitten juuri ennen vaaleja tämä direktiivi putkahtaa esiin. No tietysti parempi myöhään kuin ei koskaan. No tällä ehdotuksella on ehkä myöskin jotakin myönteisiä kohtia, mutta tärkeimpään kysymykseen ei saada vastausta ja toimenpiteet, toimenpiteitä, toimenpiteistä ei välttämättä pidetä kiinni eh, niin, että esimerkiksi viljelijät saavat eh, paremman elintason. Tämä on ehkä eh, edistysaskel, mutta tässä kuitenkin on saavutettu vähemmän kuin vaadittaisiin. Moi. Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Moi. Edustaja Moi esitti täällä sinisen kortin kysymyksen tässä, että tuossa on puhujalistaa. No Siis ei ollut tähän puheenvuoropyyntöä vai oliko? Ah, puheenvuoropyyntö. Teillä on puheenvuoro. Si, ähm, con favor. Tuen tätä direktiiviä, joka näin monen vuoden jälkeen vihdoinkin suojelee maataloustuottajat epäterveiltä käytännöiltä elintarvikeketjussa ja tuo paremman tasapainon koko elintarvikeketjuun joten haluaisin mainita tässä erityistapauksen Sardiniasta, josta minä tulen siis itse. Haluaisin esittää solidaarisuuteni sille tilanteelle, joka siellä tällä hetkellä on. Toivottavasti tämä direktiivi nyt suojelee niiden tuhansien tuottajien tilannetta, jotka kyllä ovat tähän mennessä toimineet ilman reiluja olosuhteita. Toivottavasti tämä nyt auttaa. Kiitoksia sitten edustaja Kinitsi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvä komission jäsen ja onnittelut äh, esittelijä De Castrolle. Maataloustuottajat, kuten me tiedämme, ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, koska epäterveet kaupan käytännöt koskevat heitä. Tässä on huomattava epätasapaino sopimuksissa pienten ja suurten toimijoiden välillä. Suuret vaativat pieniltä sellaisia vaatimuksia, jotka todellakaan ole terveen kaupan vaatimusten mukaisia. Joten tämän päivän direktiivin avulla vihdoinkin nyt luodaan vähimmäistaso yhteisössä, jolla suojellaan kaikkialla unionin alueella maataloustuotteita ja kielletään 16 epätervettä kaupan käytäntöä, jota tällä hetkellä asetetaan pienemmille kumppaneille, vaikka kieltäydytään maksamasta tai sitten perutaan tilauksia myöhään. Tietenkin pyritään myös kehittämään yhteistyötä kansallisten toimijoiden kanssa ja, ja vaihtaa hyviä käytänteitä, joita tällä tavoin voidaan paremmin soveltaa näitä sääntöjä EU:ssa ja näin paremmin suojella maataloustuottajia ja näin taata myöskin paremmin laatu. Olka olkaa hyvä. Děkuji za slovo, pane Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Kiitoksia puhemies puheenvuorosta komission ja sen hyvät kollegat, kun hyväksytään ensimmäinen Euroopan laajuinen väline, jolla voidaan suojella maataloustuottajia ja pienyrittäjiä suurilta pelureilta, me jatkamme prosessia, jonka aloitimme McGuinnessin ja Chessan myötä 2016. Olemme onnistuneet lähestulkoon mahdottomassa. Ja nyt me pystymme kieltämään viime hetken tilausmuutokset. Heikompi osapuoli ei enää joudu koston kohteeksi. Jäsenvaltiot joutuvat panemaan tämän täytäntöön. Vähintäänkin me asetamme nyt reilut olosuhteet tuottajien ja jakelijoiden välille. Haluan kiittää kaikkia, jotka olivat tässä mukana. Kiitoksia oikein paljon. Näin menettelytapailun puhelista on päättynyt. Ja seuraavaksi pyytäisin komission jäsentä Hogania esittämään komission kannan. Kiitoksia. Tämä tuki on erittäin tervetullutta, mitä me saamme, ja hienoa, että se tai toivottavasti se myöskin sitten heijastelee, heijastuu äänestyksessä huomenna. Edustaja Castro on oikeassa, kun hän sanoi, että tämä lainsäädäntö suojeli 100 prosenttia EUn viljelijöistä ja se suojelee myös 97 prosenttia PK-yrityksistä maataloussektorilla. Me kuulemme kaksi erittäin valaisevaa puheenvuoroa tulivat molemmasta poliittisen spektin ääripäistä. Yksi herra Agnewlta, joka tässä kertoi suurimman salaisuutensa, eli se syy sille, että miksi alahuoneessa äänestetään diiliä vastaan, on se, että kuitenkin haluavat jäädä EU-hun. E ja olette täysin oikeassa, kun uskotte, että te jäätte tänne ja ja tämä on nyt sitten teidän ansiotanne tämä, että mahdollisesti jäädän EU. No, teillä on ollut riittävästi aikaa käyttää puheenvuoroja vuosien ajan. No sitten toinen oli eh, herra Katin näkemys. Eh, ja hän eh, on tässä hyvin eristäytynyt kannassaan ja hän suojelee vahvoja eikä heikkoja. Minä olen erittäin hämmästynyt tästä Sinn Feinin näkemyksestä, jotka kuitenkin eh, esittäytyvät erittäin sosialistisina. Ja se, mihin me pyrimme tässä, pyrimme tässä nyt eh, toimimaan eh, heikkojen etujen nimissä. Ja tämä nyt uskoisin, että olisi ollut Sinn Feininkin periaate ja on erittäin mielenkiintoista, että hän on nyt sellaisessa poliittisessa asemassa, että hän on suurten supermarkettien puolella eikä pienten viljelijöiden ja viljelijöiden puolella. Kukaan ei sano, herra Kathy, että tästä tulee nyt sitten jokin ihmelääke, Tämä on minimitason harmonisoitua EU-tasolla, jossa jäsenvaltiot ja Irlanti, jos pystytte heidät saamaan siihen, niin voivat mennä pidemmälle. Ja toivon, että he tekevät näin, varsinkin kun herra Andrew ja Luazo puhuivat tässä Ranskan nimissä. Tämä on mahdollisuus saada suojelua näille viljelijöille, joita todellakin tarvitaan. Tämän talon avulla me olemme nyt pyrkineet viemään lainsäädäntöä eteenpäin. Edustaja Nicholson on oikeassa, samoin Rova Aguilera. Tässä pyritään suojelemaan viljelijöitä ja jostakin täytyy lähteä liikkeelle. Edustaja McGuinness ja Aguilera korostivat, että komission ehdotus on sellainen, että pyritään vastaamaan pyyntöön täältä, että pyritään suojelemaan heikkoja viljelijöitä pyritään kieltämään epäterveet kaupan käytänteet monilla alueilla. 90 prosenttia kuulemiseen vastanneista ovat sanoneet, että näin pitäisi tehdä. Edustaja Haibek, kyllä, te voitte kilpailulainsäädäntöön tehdä enemmän muutoksia kuin halusitte tehdä, ja teillä on mahdollisuus tähän. Me teimme paljon edistystä tässä viimeisten vuosien ajan koontiasetukseen liittyen, ja myöskin edistymme markkinaa avoimuuden osalta. Näistä, näitä sääntöjä tullaan julkaisemaan pian. Todellisuus on se, että me lähdemme liikkeelle vasta sitten, kun jäsenvaltiot ottavat vastuunsa. EU on tehnyt työnsä hyvin ylväästi, niin kuin herra Dantain sanoi. Nyt täytyy varmistaa, että tämä direktiivi toimeenpannaan ja tämä on minimivaatimus. Herrat Andrio ja muut muistuttivat, että vaikka tässä onkin nyt mennyt aikaa, niin vahvistan, että tämä on ehdotus, jota komissio tukee ja se heijastelee myöskin sitä, mitä Juncker 2015 sanoi, kun meillä oli sianliha- ja maitokriisi, koska ei voitu ymmärtää, että maito oli halvempaa kuin pesi. Tässä on todellakin tehty jotain ja haluaisin sanoa herra Schwabille vielä, ymmärsen nyt hänen kantansa hänen näkökulmastaan, mutta tässä on kunnianhimoisempikin ehdotus, joka esitettiin. Me olemme saavuttaneet kompromissin. Ja tässä oli myöskin vaikutusten arviointi, joka tehtiin ennen tätä, joten mikään tässä lainsäädännössä ei millekään sektorille äh, äh, tarjoa mitään uhkaa, mikäli he toimivat äh, viljelijöiden etujen mukaisesti ja oikealla tavalla. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia paljon komission jäsen. Seuraavaksi esittelijä De Castro, ole hyvä. Paolo. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen, kiitokset kaikille kollegoille ja kiitokset vielä komission jäsen Hogenille, että hän on tukenut meitä täällä parlamentissa. Ilman tätä meidän toimintaamme emme myös päässeet tähän. Kahdeksan kuukautta komission ehdotuksesta aina 18. joulukuuta hyväksyntään saakka. Ja voin sanoa, että myöskin maatalousneuvostossa hyväksyttiin tämä yksityismielisesti, yksimielisesti. Kiitän tästä kollegoita, niitä kaikkia, jotka tukivat tätä enemmän ja myöskin niitä, jotka vähemmän tukivat sitä. Tämä on sellaista Eurooppaa, jota me haluamme. Eurooppa, joka tukee pienempiä yrityksiä ja suojelee kuluttajia avoimilla säännöillä ja takaa laadun. Ja ole jälleen kerran samaa mieltä Kinesin kanssa. Tämä on ensimmäinen askel, ensimmäinen askel, joka pitää nyt sitten panna täytäntöön hyvin. Mutta muistaa myöskin, että tämä direktiivi laajentaa kansallisten lainsäädäntöjen tehokkuutta. Eli vaikka englantilaiset yritykset, ne ovat myöskin, myöskin suojelumpia tämän direktiivin avulla, koska että suojellaan myöskin silloin, kun he vievät muihin EU-maihin – ja kiitoksia Linda McEvanille, joka myöskin muistutti minua tästä asiasta, jolla olen ylpeitä. Eli tätä sovelletaan myöskin Euroopan ulkoisiin, ulkopuolisiin tuottajiin. Eli on hyvä, että tämä laajentaa myöskin niin kaikkiin pieniin tuottajiin, jotka kärsivät tästä Euroopassa. Hyvä komission jäsen, hyvä Phil. Tällä direktiivillä on saatu aikaan pieni ihme. Kaikki ryhmät tukevat sitä, paitsi McCartney, joka ehkä yön aikana vielä voi sitten pohtia asiaa uudestaan. Joten kiitokset vielä kerran kaikille ja toivotaan, että tällainen menestysaskel, joka tänään on saanut aikaan, aikaan parlamentissa, tämmöinen voisi vielä toistua jatkossakin. Kiitoksia edustaja De Castro, näin keskustelu on päättynyt ja huomenna äänestetään onnea matkaan. Seuraavaksi käydään Vietnamista yhteiskeskustelu. Annan varapuhemies Höri Hautajalle puheenvuoron. Eli kyseessä on Vietnamin järjestelmän soveltaminen ja vapaaehtoisesta järjestelmästä metsätalousalalla ja metsäkaupassa. Seuraavaksi varapuhemies Hauta, olkaa hyvä. President, I'm extremely happy. Um... Puhemies, olen hyvin iloinen, kun voin sanoa, että vapaaehtoinen kumppanussopimus metsälainsäädännön hallinnosta ja kaupasta on e-, erinomainen esimerkki siinä, että kaupan väline voidaan yhdistää kestävään kehitykseen. On myöskin suora linkki tämän vapaaehtoisen kumppanussopimuksen Vietnamin kanssa – ja Euroopan unionin ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen kanssa, mitään kappale 13 kestävästä kehityksestä vapaakauppasopimuksessa, joka edelleen täytyy ratifioida. Siinä on viittaus tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen eh, toimeenpanon ja haluaisin korostaa, että tämä on loistava väline, jolla voidaan eh, hallinnan puutteisiin puuttua ja ainoastaan metsätaloudessa, vaan, vaan myös esimerkiksi tullin toiminnassa, rajavalvonnassa ja niin poispäin. Vietnam on nyt kolmas maa Aasiassa, joka on lähtenyt mukaan vapaaehtoisen kumppanisopimusneuvotteluihin Euroopan unionin kanssa. Olen äärimmäisen iloinen siitä, että Vietnam on sitoutunut poistamaan äh, laittoman puun hakkuun tuotantoketjuista. Olin tammikuussa esittelen roolissa Vietnamissa siellä korostettiin, että Vietnamin tavoite on tulla maailman suurimmaksi puutuotteiden tuottajaksi ja näin on entistäkin tärkeämpää varmistaa, että Vietnam käyttää ainoastaan laillisesti hakattua puuta. Sillä on uusi metsälainsäädäntö, joka on astunut voimaan tammikuun alussa. Se kieltää laittoman puun tuonnin. Tämä tarkoittaa sitä, että puun tuonti Kambodsasta on nykyään kiellettyä ja tässä nyt vielä työtä on tehtävänä myöskin Kambodsan kanssa. Tässä valossa on myöskin äärimmäisen huolestuttavaa, että nyt on esimerkiksi demo, Kongon demokraattisesta tasavallasta saatu puuta, joka on korkean riskin maa, ja tähän täytyy puuttua vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen toimeenpanon osalta. On kriittisen tärkeää, että Vietnam varmistaa, että laittomat tuonnit pysäytetään ja äh, nyt sitten äh, äh, ratkaisu on se, että lähdetään muihin korkean riskin maihin ja Vietnamin täytyy metsälainsäädäntöissä toimenpana mahdollisimman nopeasti. Sen pitäisi kuulla kaikkia sidosryhmiä ja EU on valmis auttamaan. Arvoisa puhemies, täällä on hiukan liikaa meteliä täällä taustalla. Olen täysin samaa mieltä ja pyydän kollegoita voisitteko poistua täysistuntosalista ilman, että pidätte tuollaista meteliä, koska varapuhemies Hautala puhuu juuri. Olkaa hyvä ja kunnioittakaa tämän puhe, hänen puherauhaa. Kiitokset ymmärtämisestä. Kiitos puhemies. EUn puolestaan pitäisi varmistaa riittävät resurssit Vietnamin tukemiseksi, kun se toimeenpanee näitä merkittäviä uudistuksia. EU on myös uuden metsän hakkuun ja metsäkadon äh, lainsäädännön valmistelemisessa ja tätä vaaditaan, jotta voidaan vastata näihin metsäkadon globaalisiin haasteisiin. Ja kuten me tiedämme, metsäkadosta on tullut kriittisempää, kun nyt entistä enemmän ymmärretään, miten se vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Vapaaehtoinen Kumppamuussopimus on äh, ratkaiseva osa, äh, kun tarvitaan lainsäädännöllisiä välineitä, jotta voidaan metsäkatoa torjua maailmanlaajuisesti. EUn täytyy nyt ryhtyä vankoihin toimenpiteisiin, jotta äh, metsä, tai laittomat hakkuut poistetaan myöskin tuotantoketju, toimitusketjuista. Tämä lähestymistapa on sellainen, sitä voitaisiin käyttää myöskin muiden riskituotteiden osalta, esimerkiksi palmuöljyn, kahvin ja kaakaon osalta. Vietnam sillä on suuri tehtävä edessään ratifioinnin jälkeen, jonka uskon tapahtuvan huomenna sen täytyy sitten sitoutua näihin sitoumuksiin ja olen luottavainen siihen, että Vietnam tekee tämän yhtä vakava mielestä, kun se on osoittanut eh, parlamentti eh, heti kun se on vakuuttunut siitä, että laiton, laittomia tuotteita nämä Vietnamista se voi eh, sitten näitä lupia myöntää Vietnamille. Kiitoksia. Ei sen ollut keskeyttää tätä kuitenkaan en halua keskittää puhettani, mutta sitten kyllä aivan oikein puutuin asiaan. Nyt seuraavaksi komission jäsen Ansip saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Olen iloinen voidessani olla täällä tänään osallistua tähän keskusteluun, joka koskee Euroopan kansalaisten aloitetta. Oi anteeksi, olen todella pahoillani, joudun korvaamaan täällä kahta henkilöä. Niin. Otin mukaan myös hänen näkemyksensä. No niin, nyt I'm so sorry. Olen todella pahoillani. Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, EUn ja Vietnamin vapaaehtoinen kumppanuussopimus on merkittävä virstanpylväs suhteessamme Vietnamiin ja myös merkittävä askel taistellessamme laittomia hakkuita, metsäkatoa vastaan ja merkittävä vahvistus EUn pitkän aikavälin metsä lainsäädännön soveltamisen valvonnalle, metsähallinnolle, puukaupalle. Tämä on ensimmäinen vapaaehtoinen sopimus, joka on allekirjoitettu sellaisen maan kanssa, joka ei ole paitsi merkittävä mie- viejä, myös merkittävä tuoja. Vietnam on itse asiassa maailmanlaajuisen puutuotannon ytimessä ja tästä syystä vapaaehtoinen sopimus Vietnamin kanssa – on äärimmäisen merkittävä. Se voi luoda huomattavan paljon hyvää vaikutusta kaukana Vietnamin rajojen ulkopuolellakin, kun se on allekirjoitettu ja samaan aikaan se voi tuoda Vietnamin kansalaisille sosiaaliympäristö ja muita etuja. Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti on samaa mieltä tästä arviosta, kuten nämä kaksi päätöslauselmaa, joita käsittelemme tänään, osoittavat. Voin vain toistaa joitakin niistä merkittävistä seikoista, joita mietinnöissä korostetaan. Vietnam on edistynyt huomattavasti neuvottelujen alun jälkeen. Yksi merkittävä seikka oli avoin ja rakentava suhtautuminen kaikilta e, Vietnamin prosessissa relevanteilta tahoilta. Toivomme, että tämä jatkuu myös täytäntöönpanovaiheessa. Vietnam ottaa käyttöön pakolliset due diligence äh, määräykset kaikille näille vietäville tuotteille. Me olemme ylpeitä tästä saavutuksesta, mutta meidän velvollisuutenamme on myös varmistaa, että täytäntöönpanossa ei äh, pudota niistä korkeista due diligence-määräyksistä, joita omassa EU-asetuksessamme on tänä vuonna ennen kaikkea Kamputsea on ollut esillä eh, keskustelussa ja aivan oikeutetusti. Me ehdottomasti jatkamme tilannetta ja sen seurantaa hyvin tiiviisti, mutta pitää muistaa, että tuontivalvonnassa on vain yksi kattava järjestelmä, jolla voidaan tarkistaa puun laillisuus näiden tuontipisteiden jälkeen. Tämä koskee myös hakkeita hakkuuta, jalostamista ja vientiä puutuotteiden osalta. Lopujen lopuksi tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen menestys mitataan sillä, miten uskottavasti ja tehokkaasti tämä pannaan täytäntöön, miten koko järjestelmä toteutuu. Meillä ei voi olla metsää, lainsäädännön soveltamisen valvontaa ja kauppaa, lisensointia ilman tätä. Olen tyytyväinen tähän kokonaiskantaan, joka Euroopan parlamentin päätöslauselmassa on tuotu esille. He puhemiehet, arvoisat parlamentin jäsenet, odotan mielenkiinnoilla keskustelua tästä merkittävästä sopimuksesta. Kiitos ja pahoillani olen vielä. Kiitoksia komission jäsen, kiitoksia paljon. Sitten TV-valiokunnan nimissä edustaja Zardin, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä esittelijä. TV-valiokunnassa olen tukenut täysin tätä vapaaehtoista kumppanuusomusta EUn ja Vietnamin kesken. Tämä on tarpeen, hyödyllistä ja innovatiivista sen mekanismin ja logiikan puolesta. Tiedätte, että Vietnam on suuri puutuotteiden tuoja EUhun ja muihinkin maihin tällä alueella, kuten Japaniin ja Kiinaan. Tämä vapaaehtoinen kumppanussopimus tulee tulemaan tulevaisuudessa tavallaan tehokas väline, jotta voidaan taistella laitonta puunhakkuuta vastaan ja näin voidaan kehittää kestävää puukauppaa. Haluan ottaa esille yhden asian. Olen tyytyväinen, että saadaan tämä asia sopimus loppuun viedyksi, mutta toisaalta olen taas sen sisarasiasta huolissaan tästä Vietnamin vapaakauppasomuksesta, jossa itse olen esittelijänä meillä on ollut hidas, lykkäyksiä, esteitä ja menettelytapaongelmia. Pyytäisin komissiota nyt toimimaan vähän komissio, tämän puhe, Romanian puheenjohtajan aikana, että tämä asia edistyisi, jotta voisimme äänestää tästä asiasta ennen toukokuun vaaleja. Kiitoksia. Kiitoksia, edustajat Saaradil. Seuraavaksi tulevat sitten puolueryhmien puheenvuorot aloittain EPP-ryhmästä edustaja Vavesa. Minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, tänään me käymme keskustelua taas kauppasopimuksesta. Se on viimeinen nyt tällä vallakaudella Japanin ja Singaporen jälkeen. On hienoa nähdä, että nyt avaamme markkinamme korkeaa tason kaupalle. Olen aina ollut kauppasopimusten puolessa, sillä ne parantavat kauppaa, kilpailukykyä yritysten mm, taholla ja tarjoavat myöskin mahdollisuuksia investoinneille EUn ulkopuolella. En voi korostaa tätä riittävästi tämän koko prosessin merkitystä. Meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, että meillä on nyt yli 70 eri kauppasopimusta – ja täällä pyritään tietysti stimuloimaan talouskasvua, mutta me voi unohtaa myöskään omia normejamme ja arvojamme ja sosiaalista inkluusiota ja ympäristön suojelua. Uskon, että meidän talomme pitäisi antaa hyväksyntänsä mahdollisimman nopeasti tälle sopimukselle niin, että voimme keskittyä toimeenpanoon, jotta kaikki voivat hyödyntää tätä mahdollisimman nopeasti. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi SNT-ryhmän nimissä edustaja Jill. Minuutti, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies, komission jäsen Hautala. Onnittelut tästä mietinnöstä. Olen todella tyytyväinen tähän sopimukseen Vietnamin kanssa se, että sitoudutaan viemään ja tuomaan vain laillisesti hakattua puuta on tärkeää, koska maa on johtava puutuotteissa. Me tiedämme, että maapallon lämpenemisen yksi tärkeä syy on liialliset hakkuut ja tämä 2030 kestävän kehityksen asialistan ja Pariisin ilmastotavoitteiden mukaisesti tämä tukee niiden saavuttamista toteutuessaan. Tämän alueellisen ulottuvuuden käsittely huomattavissa liikahakkuissa on tärkeää. Haluankin tietää, mihin komissio on ryhtynyt, jotta Laosin ja Kambodian kaltaisten maiden tuontiin puututaan. Entäs tämä uusi sopimus Kiinan kanssa, joka on myös merkittävä toimija puutalousalalla ja mihin määrin tätä metsätalousasiaa on otettu esille Japanin kanssa, koska sekin on merkittävä puun tuoja ja kauppakumppani EUn e kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi Alden edustaja, edustaja Katainen. Minuutti 30, olkaa hyvä

Kue, NGL, edustaja Scholz. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen ja esittelijä. Minun ryhmäni tukee tätä ehdotusta kestävästä metsätaloudesta Vietnamin kanssa. Tämä on esimerkkinä muille, kuinka voidaan antaa taloudesta hyötyä ja suojella ympäristöä ja ilmastoa samalla. Nämä ovat hyviä tekijöitä 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden osalta. Vietämme olemme pitkä tie edessään laittoanta puun tuontia se voi täysin kieltää. Laosta ja Kambodsasta ja Vietnami, tulee Vietnamin myös laitonta puuta. Mutta meidän pitäisi myöskin Afrikassa ja Aasiassa kumppaneina tukea heitä ja voimme tällä tavoin vähentää laitonta kauppaa. Ja YK taas arvioi tästä menetetään taas myöskin toisaalta sitten tuloja enemmän laittoman kaupan takia. EU pitää katsoa meidän kauppakumppaneihin suuntaa, että pitää luoda sellaista kaupallista joka perustuu kestävään puutuotantoon. Kiitoksia edustaja Scholz. Seuraavaksi edustaja Frunzulika, minuutti. Ole hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin painottaa sitä, että Vietnam on Euroopan unionin toiseksi suurin kauppakompani Kaakkois-Aasiassa ja yksi kaikkein dynamisimpia markkina-alueita Itä-Aasian alueella. Ja tämä sopimus, siinä on kuten aikaisemmat somukset Afrikan ja Indonesian kanssa. Tämä perustuu tähän EUn metsätalousaloitteeseen. Ja haluamme myöskin paikalliset asukkaat pitää ottaa huomioon näissä, sillä paikalliset yhteisöt juuri käyttävät metsätaloutta hyväkseen ja joutuvat tämmöisen hyväksikäytön kohteeksi. On tärkeää, että me myös ottaa huomioon tässä ympäristön. Emmekä halua, että tässä käyttää tätä hyväksikäytön välineenä näiden paikallisväestön osalta. Ja tällä pitää pyrkiä vähentämään kuitenkin metsäkatoa. Kiitoksia edustaja Frunzulika. Ja sitten meillä on puhujat puhujalistan ulkopuolelle. Meillä on kaksi pyyntöä. Hyväksyn kummatkin. Ensin edustaja Marias, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Vietnam on yksi merkittävimmistä unionin kauppakumppaneista ja tämä sopimus on tehty jotta voimme laitonta metsien hakkuuta torjua. Se on erittäin tärkeää, jotta metsien tuhoutuminen voidaan saada pysähtymään ja voidaksemme tehdä ympäristön eteen ja ilmastonmuutoksen torjumisen eteen kaiken voitavamme. Ja Kambodsasta tuodut puutuotteet ovat myös suuri ongelma. Tämä liittyy valtavaan korruptioon, jota tuolla on, erityisesti Vietnamin tullissa. Jos me emme löydä ratkaisua tähän ongelmaan, niin kyseistä pöytäkirjaa on turha odottaa noudatettavan. Eli Vietnamin täytyy hyväksyä kaikki myönnytykset. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Sosnierts, olkaa hyvä. E, Olen iloinen tästä e, päätöslauselmasta. Minun äänestäni Puolasta ovat e, iloisia siitä, että Vietnamin metsiä suojellaan. Tämä on hyvin tunteellista heille. Puolet äänestäjistä kannattavat Kambodžan kiintiöitä ja puolet vastustavat ja he todella kuuntelevat hyvin mielenkiinnolla tätä. Tämä on parempa kuin mestarien liiga. Tällä tavoin verorahoilla parlamenttia kannatetaan. Itse asiassa koko maailma seuraa sitä, mitä me täällä sanomme. Olen iloinen, että meillä on täällä satoja viisaita ihmisiä, jotka tietävät kaiken kaikesta ja joille, joille maailmassa ei ole mitään mysteerejä minä itse asiassa nyt heikennän keskustelun tasoa, joten minulla on vain yksi pieni pyyntö. Hunaja Paraguaissa. Puolan äänestäjät ovat hyvin kiinnostuneita tästä. Toivottavasti voimme keskustella tästä seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia oikein paljon. Grazie mille. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavaksi on puheenvuoron komissio komissaari Ansipille. komissio. Se olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, honorable. Kiitos oikein paljon. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia tuestanne ja siitä, että kiinnititte komission huolen siihen, että miten pannaan täytäntöön sopimusta Vietnamissa oli kysymys alueellisista ulottuvuuksista ja eh, aloitteista. On vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia, eh, on vuoropuhelua Kambodjan kanssa, kahdenvälisiä yhteistyömekanismeja Kiinan kanssa, jossa eh, puun kaupan laillisuus on prioriteetti. Meillä on myös vuoropuhelua Japanin kanssa. Viestit, joita olen kuullut tänään, ovat selviä. Meidän on tehtävä yhteistyötä vietnamilaisten kumppanien kanssa, jotta tämä sopimus pantaan, pannaan tehokkaasti ja kunnianhimoisesti täytöön. Voin vakuuttaa teille, että komissio on sitoutunut ja valmis tähän. Samanaikaisesti komissio perustaa myönteisiin kokemuksiin, jota on kauppasopimuksista laajemmissa suhteissa Vietnamin kanssa. Tähän kuuluvat tulevat EUn Vietnamin kauppa- ja investointisopimukset ja EUn Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Komissio tietenkin mielellään kertoo parlamentille eh, edistyksestä, mitä on saavutettu tässä vapaaehtoisessa kumppanuussopimuksessa Vietnamin kanssa ja miten asiat, jotka nostettiin esiin päätöslauselmassa, ovat tulleet käsitellyiksi. Ja sitten haluaisin muistuttaa, että antamalla hyväksyntä ne ette ainoastaan tue tätä vapaaehtoista kumppanuussopimusta te myös uudelleen vahvistatte, kuinka tärkeä metsälainsäännön hallinnointi ja toimintasuunnitelma on, joka vuodesta 2003 on muokannut EUn toimintaa laittomia hakkuita vastaan. Tämä Toimintasuunnitelma on erinomainen esimerkki ympäristökehitys ja kauppapolitiikan keskinäisestä tuesta. Me tarvitsemme myös tällaista politiikan johdonmukaisuutta, että voisimme puuttua laajempiin metsien hakkuiden kysymyksiin ja se tulee olemaan johtotähtänämme, kun kehitämme toimintaa tällä alalla. Kiitoksia. Kiitos komissaari. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle varapuhemies Hautala, olkaa hyvä. Very much, president, and thank- Kiitos puhemies ja kiitoksia komission jäsen ja kiitoksia hyvät kollegat minusta. Olemme tehneet yhdessä hyvää työtä ja on ilo nähdä, että koko parlamentti todennäköisesti nyt tukee tätä vapaaehtoista kumppanuussopimusta EUn ja Vietnamin välillä, sillä tämä on luultavasti kaikkein tehokkain kauppa, kaupan väline, joka meillä on taistelussa negatiivisia kehityskulkuja vastaan, kun pyrimme saamaan aikaan kehitystä ja, ja kestävyyttä. Aivan kuten kollegat ja komission jäsen tässä totesivat, tässä on myös alueellinen ulottuvuus ja meidän täytyy ymmärtää se, että Kaakkois-Aasia on yksi metsäkadon kolmesta kummimmasta alueesta maailmassa Kongon ja latinalaisen Amerikan lisäksi ja meillä on nyt kaikkien näiden alueiden kanssa olemassa tai olemme solmimassa näitä vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia ja odotan, että komissio suhtautuu hyvin vakavasti viimeaikaisiin paljastuksiin koskien järjestäytynyttä rikollisuutta ja laitonta metsäkauppaa kohtaan Kaakkois-Aasiassa. Ympäristöjärjestöt ovat tuoneet näitä asioita esiin muun muassa Myanmarissa ja meillä on nyt myös uskottavia väitteitä olemassa siitä, että Vietnam on alkanut korvata tuonnin Kambodžasta Kongon tuonnilla. Ja tuo Kongo on sellainen alue, jota meidän tulee tarkastella laitonta puukauppaa tutkiessamme. Joten olen iloinen kuullessani komission jäseneltä, että komissio aikoo tiedottaa Euroopan parlamentille niistä eri vaiheista, joita tämän vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa on. Ja uskon, että ne kaksi valiokuntaa, jotka ovat tässä olleet aktiivisia, eli kansainvälisen kaupavaliokunta ja kehitysvaliokunta täällä parlamentissa, varmasti niiden mielenkiinto tätä välinettä kohtaa vain kasvaa. Eli kiitoksia paljon ja toivottavasti huomenna pääsemme ratifioimaan tämän sopimuksen ja tuon ei-lainsäädännöllisen päätöslauselman. Kiitos. Thank you very much, dear colleague. Kiitos oikein paljon, hyvä kollega. Yhteiskeskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Menemme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ja meillä on edustaja Schöpflinin mietintö, eurooppalainen kansalaisaloite. Annan puheenvuoron eh, herra Schöpflinin sijaan hänen edustajallaan herra Lamassuurille. Olkaa Kiitokset puhemies. Minä aivan aluksi haluan tässä kertoa teille, että Jyrki Schöflin valitettavasti on nyt sairaalahoidossa. Hän kärsii vakavasta sairaudesta paraikaa. Joka tapauksessa nyt esittelen hänen puolestaan kansalaisaloitteesta. Kyse on poliittisesta aloiteoikeudesta, jota voidaan verrata parlamentin päätöslauselmiin ja neuvoston mahdollisuuksiin pyytää komissiota uudella alueella lainsäädäntöehdotusta tai päättää lainsäädäntöehdotuksen käsittely tai muokata lainsäädäntöehdotusta. Muutama vuosi sitten tässä korjattiin oikeusperustaa ja tämä järjestelmä on osoittautunut aika tavalla pettymykseksi, koska ainoastaan neljä kansalaisaloitetta on päässyt hankkeen loppuvaiheeseen. Ja siitä syystä me olemme ryhtyneet uudelleen tätä käsittelemään. Ja Timmermans komission jäsenenä ja perustuslaillisten asioiden valiokunta olemme tehneet uuden ehdotuksen, jolla on päästy kolmikantasopimukseen ja tämä sopimus on hyväksytty perustuslakivaliokunnassa 18 ääntä puolesta, ei yhtään vastaan ja kyllä näin kolme tyhjää. Ja näin olemme ottaneet käyttöön tähän kansalaisaloiteasetukseen parlamentin tuella erityisesti helpomman ja käytettävämmän ja halvemman ja avoimemman menettelyn ja näin voidaan myös kansalaisaloite osittain rekisteröidä ja näin voidaan myös sitten esittää vaatimus komissiolle poliittisista ja oikeudellisista vastauksista kuuden kuukauden sisällä tähän kansalaisaloitteeseen. Myös kansalaisjärjestöt, jotka ovat mukana tässä hankkeessa, niin parlamentin täytyy järjestää keskustelu tästä esitetystä kansalaisaloitteesta ennen kuin komissio esittää oman vastauksensa ja parlamentti voi myös esittää päätöslauselmaehdotuksen. Ja muistanette, että meidän parlamentti on työjärjestystään korjannut voidakseen tehdä tämän mahdollisuuden käytettäväksi. Näin me haluamme, että rahoitusta myös parannetaan niin, että se toimisi avoimemmin. Meillä on tällainen verkkorekisteröintimahdollisuus ja myös parempaa neuvontapalvelua olemassa kansalaisille kautta koko menettelyn. Ja vuoden, vuoteen 2020 mennessä komissio ottaa käyttöön keskusjärjestelmän verkko, jär, verkko, keskitetyn verkkokerujärjestelmän perustamiseksi. Tällainen on myös olemassa, mutta se on vasta alkumetreillään. Tämän järjestelmän pitää pitää toimia avoim, ähm, ilmaiseksi ja näin myös kansalaisjärjestöt voivat sitä käyttää, joiden kanssa me teemme työtä. Näin kansalaisjärjestöt tai kansalaiset, jotka haluavat viime metreillä kiinnittää huomiota tähän menettelyyn vielä tai kyseenalaistaa sen ja esittää puheenvuoronsa kolmikanta neuvottelujen yhteydessä, niin silloin tähän voidaan vielä puuttua. Ja perustuslakivaliokunnan ehdotuksesta toivon, että tämä talo hyväksyisi sen ehdotuksen, joka kolmikannassa on hyväksytty. Niin Kiitoksia edustaja Lamassur ja tietenkin äh, yhdyn toivotuksiin, mitä tulee kollega Schöpfliniin. Tunnen hänet oikein hyvin ja toivomme tietenkin kaikki, että hän pian palaa tänne terveenä. Seuraavaksi komission puolessa komission jäsen Ansi, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet. Tähän keskusteluun päättyy uudelleen tarkasteluprosessi, joka koskee tätä eurooppalaista kansalaisaloitetta ja se on ollut nykykomission eräs tärkeistä prioriteeteista. Siinä miljoona kansalaista saa tehdä komissiolle aloitteen lainsäädäntöehdotuksen tekemisestä. Ja tämä aloitehan tuli voimaan noin seitsemän vuotta sitten ja sen jälkeen yhdeksän miljoonaa kansalaista on allekirjoittanut kansalaisaloitteen. Kansalaisaloitteet ovat tärkeä väline, kun pyritään edistämään ja kannustamaan kansalaisten osallistumista Euroopan unionin, unionin demokratiaan. Ja ne voivat käynnistää eurooppalaisia keskusteluja ja määrittää, mitä asioita EU-toimielinten agendalle tulee. Komission ehdotukset ovat suora vastaus nyt kansalaisaloitetta koskeviin asioihin. Meillä on muun muassa juomavesidirektiivi, josta nyt keskustellaan. Se on kansalaisaloitteen ansiota ja samoin myös riskienarvioinnin läpinäkyvyyteen liittyvä aloite elintarvikeketjussa. Niistä ollaan sorvaamassa poliittisia sopimuksia. Komissio on ehdottanut kansalaisaloitteen uudelleen tarkastelua, jotta se voisi saavuttaa sen kaiken potentiaalin, jota sillä on. On tärkeää, että ihmisiä autetaan ja kannustetaan käyttämään tätä välinettä niin, että se ei ole turha vaikeaa tai että tiellä on tarpeettomia esteitä. Parlamentin ja neuvoston yhdessä muotoilema teksti tekee kansalaisaloitteesta paremmin saatavilla olevan ja käyttäjäystävällisemmän kaikissa aloitteen teon vaiheissa. Ja se mahdollistaa sen, että aloitteiden tekijät saavat tukea ja neuvoja koko prosessin aikana, erityisesti tällaisen verkkoalustan kautta ja myös kansallisten yhteyspisteiden kautta, joita jäsenvaltioihin tulee. Ja se auttaa järjestäjiä viemään rekisteröintiprosessin läpi jouhevammin ja he voivat aloittaa kampanjansa joustavammassa aikataulussa. Komissio tarjoaa järjestäjille maksuttomia palveluita tähän allekirjoitusten keruuseen verkossa – se yksinkertaistaa myös tietoa, jota ihmiset tarvitsevat allekirjoituksen tekemiseen. Kaikki voivat allekirjoittaa riippumatta siitä, missä asuvat. Myös ihmisten tietoisuuden nostamiseen ja tiedotuskampanjoihin tulee lisäaikaa ennen kuin komissio antaa sitten vastauksensa. Komissio panee merkille valittain sen, että osa niistä tavoitteista, joita se halusi saavuttaa tällä uudistuksella. Osa niistä ei nyt pystytä saavuttamaan. Ei pystytty esimerkiksi laskemaan tuota allekirjoitusikää 18-16 koko EUn laajuudelta, mutta kuitenkin jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus laskea allekirjoittaneiden ikää, jos ne haluavat sen tehdä – Toivomme, että monet jäsenvaltiot tekevät näin, sillä nuorten sukupolvien äänet on myös saatava kuuluviin. Lisäksi uuteen asetukseen tulee tällainen keskitetty verkkoalusta allekirjoitusten keräämiseen, mutta olisimme halunneet säilyttää mahdollisuuden siihen, että järjestäjät voivat käyttää myös omia järjestelmiään, jos haluavat näin tehdä. Kompromissina lainsäätäjien välillä tässä. Tällainen mahdollisuus on, mutta se häivytetään pois vuoteen 2022 mennessä. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että komissio on sitoutunut tarjoamaan läpinäkyvän laadukkaan järjestelmän, jota kehitämme tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kaiken kaikkiaan uskon, että olemme jo saavuttaneet useita tavoitteitamme sen suhteen, että kansalaisaloitteesta tulisi käytettävämpi, esteettömämpi, helppokäyttöisempi. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti esittelijää herra Schöpflinia hänen sitoutumisestaan tähän asiaan Euroopan kansalaisaloitteen uudistamiseen – Hän on ollut hyvin sitoutunut tämän positiivisen lopputuloksen saavuttamiseen. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon komission jäsen. Ja seuraavaksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan nimissä edustaja Zambavski, ole hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen esittelijänä. Kulttuuri- kulttuurivaliokunnasta tai lausunnon laatijana haluaisin kiittää herra Schöpflinia ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tulokset, jotka saavutimme äh, kolmikantaneuvottelun jälkeen, ovat tasapainoisia ja mahdollistavat sen, että kansalaiset voivat hyödyntää parempaa kansalaisuusaloitetta. Se kansalaisuusaloite on erittäin tärkeä demokraattinen väline se mahdollistaa kansalaisten suoran osallistumisen lainsäädännön laatimiseen. Muutokset nykyiseen järjestelmään oli tehtävä, koska järjestelmä äh, aikaisemmin oli hyvin monimutkainen. Meillä oli hyvin paljon esteitä, jotka on nyt voitettu. Nyt allekirjoitusten keruu on helpottunut, tietosuoja on parempaa. Silti toivoisin, että tässä mentäisiin vieläkin pidemmälle. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi vetomusvaliokunnan nimissä edustaja Preda. Kiitokset puhemies alkajaisiksi Schöflinille työstä. Onnittelut. Hän tekee tässä työtä mihin timmermansia Itävalta puheenjohtajakauden aikana ryhtyi. Hyvät tulokset on saatu aikaan. Me olemme todella halunneet muokata ja uudistaa tätä eurooppalaista kansalaisaloitetta ja luoda siitä paremman välineen kansalaisille. Me olemme keskustelleet tästä vetomusvaliokunnassa ja me olemme toivoneet, että voitaisiin yksityiskohtaisesti aloite esitellä julkisessa kuulemisessa parlamentissa ja näin voitaisiin esittää kaikkia näkökulmat ja me emme ole saaneet tähän neuvoston ja komission korkean tason edustustoa mukaan. Tämä jäi vähän väljäksi vielä. Timmermans on sitten sanonut, että katsotaanpa tätä vähän tarkemmin. Me odottelemme, että tosiaan nyt saisimme komission puheenjohtajan jonkun korkean tason henkilön paikalle ja myös neuvoston edustavan ministerin. Kiitoksia edustaja Preda ja nyt EPP-ryhmän puolesta edustaja Chaki, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä on tärkeä hetki eurooppalaisessa demokratiassa. Euroopan parlamentti ja me parlamentaarikot olemme aina todenneet, että Eurooppalaista kansalaisaloitetta täytyy parantaa ja yksinkertaistaa. Emme voi jättää huomiotta niitä ehdotuksia, joita kansalaiset kautta Euroopan tekevät, sillä tämä on ainoa tapa tehdä tästä kansalaisten Euroopan unioni. Me tarvitsemme tähän aloitteeseen selkeämpiä sääntöjä. Näyttää siltä, että tilanne on nyt muuttumassa muutaman kuukauden aikana Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt kansalaisten hyväksi komissiota vastaan muun muassa liittyen alkuperäisiin väestöihin, väestöihin ja niiden oikeuksiin. Ja toinen asia on sitten kohesiopolitiikka ja se, miten tasapuolisesti se kohtelee eri alueita ja niiden eri kulttuureita. Nämä kaksi kansalaisaloitetta komissio torjui. Nyt tiedämme, että se oli virhe. Allekirjoitusten kerääminen näissä molemmissa asioissa on osoittanut, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat kansalaisten mielestä, kun allekirjoituksia kertyi. Ja nyt tuomioistuimen päätöksen myötä näemme, että allekirjoituksia voitaisiin kerätä vielä toisellakin kierroksella. Ja näyttää siltä, että vähemmistöjen asioita – täytyy todella tuoda voimakkaasti esiin. Eh, Kiitoksia kollega. Seuraavaksi SND-ryhmän, pu- puolesta edustaja Kaufman. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eurooppalainen kansalaisaloite on ollut nyt olemassa melkein seitsemän vuotta. Tämän jälkeen yli 9 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut jonkun kansalaisaloitteen. Tämä osoittaa, että kansalaiset haluavat tätä rajat ylittävää osallistavan demokratian välinettä. Kolikon toinen puoli on se, että valitettavasti vain neljä kansalaisaloitetta on saanut tämän vähintään miljoona allekirjoitusta seitsemässä jäsenvaltiossa. Tämä käytäntö on osoittanut, että ongelma ei liittynyt Äh, aiheisiin, vaan todennäköisesti hallinnolliset esteet olivat liian korkeat. On hyvä, että nyt uudistuspaketilla monet esteet poistuvat. Ensinnäkin kaikki kansalaiset voivat tulevaisuudessa riippumatta asuinpaikastaan tukea ähm, kansalaisaloitetta. Toiseksi yhteyspisteissä, jäsenvaltioissa äh, järjestäjät saavat apua käytännön kysymyksissä. Kolmanneksi jos jätetty kansalaisaloite olisi vain osittain oikeudellisesti hyväksyttävä, komissio voi hyväksyä sen osittain, eikä sen tarvitse hylätä sitä täysin. Neljänneksi järjestäjillä on enemmän aikaa valmistella kampanjaansa. He voivat itse päättää, milloin he aloittavat allekirjoitusten keräämisen. Ja viidenneksi mm, Jokainen menestyksekäs kansalaisaloite saa parlamentissa julkisen kuulemisen, jotta tietoisuutta kansalaisaloitteesta lisättäisiin ja siksi olemme jo työjärjestystämme muuttaneet. Kaikki nämä parannukset tekevät kansalaisaloitteesta käyttäjäystävällisemmän. Yksi ikävä asia vain on, Minun ryhmäni kannatti sitä, että vähimmäisikä oltaisiin laskettu 16 vuoteen. Nuoret ovat poliittisesti hyvin kiinnostuneita. Tällä hetkellä he menevät säällä kuin säällä äh, kadulle osoittamaan mieltään. Oli sitten äh, kyse kestävästä ilmastopolitiikasta tai vapaasta internetistä. He haluavat osallistua ja heille pitää antaa se mahdollisuus. Valitettavasti neuvosto vastusti vähimmäisiän äh, laskemista. Kuitenkin on askel oikeaan suuntaan, että jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus itse päättää tästä 16 vuoden ikärajasta. Toivottavasti tästä käydään laajaa julkista keskustelua ja pian EU-laajuisesti on tavallista se, että nuoret voivat alo- tukea näitä kansalaisaloitteita, sillä Eurooppa tarvitsee nuorten osallistumista. Kiitoksia hyvä kollega. Ja nyt sitten esr ryhmän puolesta edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Eurooppalainen kansalaisaloite on osallistava demokratian merkittävä käsite ja sitä täytyy tukea unionissa. 9 miljoonaa unionin kansalaista on osallistunut tämän tyyppisiin hankkeisiin, aloitteisiin, ja se osoittaa, että kyse on suuresta osallistumisinnokkuudesta, erityisesti kun ajattelemme tuota juomavesidirektiiviä ja sen muokkausta. Tässä kyse on juuri siitä, että meidän täytyy yksinkertaistaa tätä menettelyä. Komission ei pidä olla ainoa, joka käsittelee näitä aloitteita niiden oikeellisuutta tai ei. Tästä on keskusteltu vetoomusvaliokunnassa. Meidän täytyy jättää mahdollisuus myös parlamentille järjestää julkinen kuuleminen Tämä on demokraattisempaa. Minä todella toivon, että nuoret suuresti osallistuisivat ja toivon, että osallistumisikärajaa voitaisiin laskea 16. Neuvosto ei ole tätä hyväksynyt ja se on varmasti ikävä asia, mutta jäsenvaltioiden pitäisi tämä mahdollisuus tarjota. Edustaja Marias, edustaja Schaffhauser on esittänyt sinisen kortin kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä, herra Schaffhauser. Kiitokset. Niin, kansalaisaloitteesta kaksi miljoonaa henkeä on allekirjoittanut sen, kun kyse on siitä, saako, miten tehdään, voiko tehdä abortin vai ei. Ja tätä ei parlamentti ottanut kuuleviin korviinsa, sitä ei hyväksytty koska ajateltiin, että tämä olisi parlamentin perusrakenteita vastaan. Ja minä tahtoisin nyt kysyä teiltä, mitä tiedätte tästä, mitä mieltä olette tästä kansalaisaloitteesta. Olkaa hyvä. Niin minä tahdoin seuraavaa sanoa, että Tämä menettely tarkoittaa sitä, että me saamme komission kannan ja myös parlamentin kannanta asiaan, mikäli kyse on epäselvyydestä ja näkemyseroista näiden toimielinten välillä, niin osapuolet voisivat viedä tämän myös unionistuimen tuomioistuimen, joka voisi sitten aihetta käsitellä. Joka tapauksessa päätökset riippuvat oikeellisuudesta myös tuomioistuimen edessä. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta edustaja Bilbao Barandiko, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, hyvää iltaa, hyvä komission jäsen. Meidän on parannettava kansalaisaloitteen käyttöä. Se palvelee demokratiaa ja myös lähentää kansalaisia Euroopan unionin asioihin. Tässä on tehty monia uudistuksia, jotta voitaisiin yksinkertaistaa ja parantaa tätä menettelyä. Minä muistutan siitä, että olen nimenomaan tarkkaan yhtä kansalaisaloitetta äh, käynyt, tarkkaillut, eli kuinka paljon tarvitaan allekirjoituksia kahdessa jäsenvaltiossa, jotta voidaan saada kansalaisaloite käyttöön. Minä toivon, että nämä uudistukset nyt auttavat siinä, että saataisiin entistä enemmän kansalaisaloitteita ja myös kansalaiset innokkaammin ryhtyisivät tätä käyttämään. Näin yksinkertaistettaisiin myös menettelyjä. Parlamentissa pitäisi järjestää tällaiset julkiset kuulemiset ja tehdä myös päätös lauselmahdotus, jota käsiteltäisiin täysistunnossa. Ja aikataulu-uudistukset ovat myös hyviä komission vastausten ja myös tuon aloitteen jättämisen välittämisessä, muokkaamisessa. On hyvä ajatus myös tämä kieli, tätä kielijärjestelmää muokata unionin kulttuuri, monimuotoisuutta palvelaksemme, eli tuo vähimmäispaketti, josta puhuin, josta kansalaisaloitetta yritettiin tehdä, vaatii juuri sitä, että viralliset kielet tietyissä jäsenvaltioissa täytyy ottaa myös huomiota. Tämä on unionin kansalaisten ongelma ja myös unionin kansalaisten läheisyysongelma. Näin toivon, että kansalaisaloite voisi palvella myös kielellistä monimuotoisuutta. Kiitoksia. Uh, uh, let's try to... Kiitoksia kollegat, hyvää iltaa. Yritetäänpä pitää kiinni puheajoista. Seuraavaksi eh, vihreästä ryhmästä edustaja Terika Pras, kaksi minuuttia. We have been working on the ECI Kiitoksia puhemies. Me olemme työstäneet tätä viimeiset viisi vuotta ensimmäiset. Sitä eh, ei saatu minun ryhmäni hyväksynnällä, koska se oli hyvin heikko. Nyt olemme saaneet lopullisen tekstin, joka parani huomattavasti, vaikka se ei olekaan täysin tyydyttävä. Haluaisin ensin korostaa että näitä neuvottelujemme hyviä tuloksia, vaikka Ensinnäkin toistan nyt sitten joitakin asioita, joita kollegat jo sanovat. Ensinnäkin nyt järjestellä mahdollisuus tulla rekisteröidyksi oikeudelliseksi yksiköksi. Kaksi liitteiden käännökset ovat mukana ja on rajoite sille, kuinka paljon merkkejä voidaan kääntää ilmaiseksi. Sitten osittainen rekisteröinti on mahdollista ja myöskin järjestöt päättävät aloituspäivän määrän on mahdollisuus kerätä eh, kuvia liittyen eh, tiettyyn kansalaisaloitteeseen. Kaikki kansalaiset voivat allekirjoittaa kansalaisaloitteen ihan sama, missä he asuvat. Seitsemänneksi erittäin tärkeä asia on seuranta. Euroopan parlamentti tulee järjestämään kaksi seurantatapausta. Yksi on kuuleminen ja toinen komission tiedonannan jälkeen. Euroopan parlamentti eh, saa tämän oikeuden on erittäin tärkeää. Yksi kielteinen asia, ja tämä on nyt vähän vastaan sitä, mitä herra Lamassur sanoi, e, yksittäiset keräysjärjestelmät ovat mahdollisia vain vuoteen 2022 asti, mutta eivät sen jälkeen. Siksi kansalaisjärjestäjät vastustivat monet, jotkut niistä hyvin vahvasti. Meistäkin on harmi, että ei mahdollista tätä yksilöllistä net keräysjärjestelmää loputtomiin, mutta jos katsomme hyviä ja huonoja puolia, meidän on todettava, että tämä kokonaisehdotus on tärkeä askel eteenpäin. Kiitoksia. Thank you, colleagues. Uh, Kiitoksia, hyvät kollegat. Meillä on vielä useita puhujia, useita asioita, joten minä todella nyt pidän kiinni puheajoista. Seuraavaksi GUE-ryhmästä edustaja Spinelli puolitoista minuuttia. Kiitos. Neljä vuotta olemme tällaista käsitettä käsitelleet, joka oli kuoleman kielissä, nimittäin kansalaisaloite. Meillä on nyt mahdollisuus ensimmäistä kertaa vastata tämänhetkisiin haasteisiin. Edustuksellisen demokratian valtaisa kriisi, hyökkäykset kansalaisjärjestöjä ja ammattiyhdistyksiä vastaan, vaatimus suorasta tai osallistavasta demokratiasta, Tämä on vaara ainoastaan, jos sitä ei kuunnella, kuten näemme Brexitin tai keltaliiviliikkeen yhteydessä. Tämä mahdollisuus hukattiin osittain ja kansalaiset ovat syvästi pettuneita. Kansalaisaloite on teknisesti parantunut. Parlamentti pystyy kuulemaan nyt tätä aloitetta, mutta Komissio silti monopolisoi tätä aloitetta ja jopa allekirjoitusten kerääminen on sen käsissä. Yksittäiset keräysjärjestelmät, vaikka ne olivat tehokkaita, poistetaan. Tällä tavoin rangaistaan kansalaisjärjestöjä ihan kuin olisimme laatineet mm, esteettömän älypuhelimen, joka pysäyttää puhelut, joka on käyttäjäystävällisempi, mutta ei kansalaisystävällisempi. Euroopan unionin unioni linnoittautuu ja kieltää kansalaisten osallistumisen samalla kun se sanoo, kuinka tärkeä eurooppalainen demos on. Olen pahoillani, mutta meidän on pidettävä kiinni näistä puheajoista. Meidän on oltava kohteliaita niitäkin kohta, jotka seuraavat. Joten seuraavaksi edustaja Evi, kaksi minuuttia FDD-ryhmästä. Kiitos, puhemies kansalaisaloite asetuksen muutoksella minunkin mielestäni olemme hukanneet mahdollisuuden lisätä kansalaisen läheisyyttä unioniin ja kohtaan. Sen sijaan, että yritämme pienentää tuota demokratiavajetta, joka Euroopan unionissa on, tämä ennemminkin heikentää tätä välinettä. Euroopan komissiolla ei ole mitään velvoitetta tehdä aloitetta kansalaisaloitteen aiheesta, vaikka se täyttääkin kaikki asetuksen vaatimukset. Jos kompromissi hyväksytään, niin Silloin ei pelkästään aloite, joka tulee miljoonalta kansalaiselta, voidaan jättää huomiota. Se voidaan jopa, äh, samalla poistetaan tämä äh, yksittäinen keräysjärjestelmä, jota kansalaisjärjestöt ylläpitävät, joka on ollut erittäin tärkeä äh, ja se on lisännyt keskustelua ja näistä aiheista. Me olisimme voineet antaa vahvuutta näille aloitteille ja tehdä kolme kuulemistilaisuutta. Yksi keräysvaiheessa, toinen siinä vaiheessa, kun miljoona allekirjoitus on saatu ja kolmannes seurantavaiheessa. Tämä olisi mahdollistanut sen, että oltaisiin voitu antaa enemmän näkyvyyttä kansalaisten aloitteita, mutta nyt on voittanut niiden ylimielisyys, joiden mielestä parhaat ideat unionin parantamiseksi tulevat välttämättä aina Brysselin palatseista. Komissio on tässä prosessissa pelaaja ja tuomari samanaikaisesti. Se voi valita aloitteet ja silloin se ei ole vastuullinen kansalainen ja antaa kansalainen sille sen vaikutelman, että tämä on ö, sopupeli alusta asti. Me pystymme vielä muuttamaan asiaa hyväksymällä tarkistukset huomenna niin, että pystyisimme todellakin vahvistamaan tätä tärkeää suoran demokratian välinettä. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Koili jo puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Parlamentissa on paljon henkilöitä, jotka eivät halua pelkästään kauppaa käydä, vaan haluavat myös kansalaisten Euroopan. Tämä on yksi kulmakivistä. Ja tämä kansalaisaloite on nyt hyvä uusi ajatus vahvistaa osallistumista, demokratiaa ja lähentää Eurooppaa kansalaisiin. 9 miljoonaa kansalaista on allekirjoittanut näitä kaikissa valtioissa 100 000 portugalilaistakin reippaasti ylikin tämän luvun. Odottamme kyllä enempää ja näin kansalaisten Eurooppa olisi realiteetti emmekä ajaudutuisi apatiaan ja hyvin huolestuttavaan populismiin. Me voimme parantaa tätä aloitetta entisestään yksinkertaistamalla sitä tarjoamaan sille enemmän välineitä ja vahvistamalla sitä ja komission toimintaa parantamalla. Tähän kaivataan myös rahoitusta ja myös järjestäjille tukea. Siitä syystä tällaisia ehdotuksia on tehty, jotka toivon hyväksyttävän. Ja näin myös toivoisin, että jäsenvaltiot laskisivat äänestysikää 18-16. Näin voisimme kaikki nauttia tästä aloitteen tarjoamista mahdollisuuksista. Demokratiaa enemmän tarkoittaisi parempaa Eurooppaa. Äh, Seuraavaksi Horia Tondo, yksi minuutti. Kiitokset. Kiintoisa sopimus on saatu nyt aikaan. Tämä parantaa kansalaisaloitetta huomattavasti ensiksikin, koska valtiot ja erityisesti komissio voivat auttaa niitä, jotka kansalaisaloitteeseen ovat ryhtymässä. Ja näin olemassa virallinen järjestelmä verkossa kerätä näitä allekirjoituksia. Ja myös enemmän aikaa on allekirjoituksia kerätä. Jäsenvaltiot voivat muokata myös lainsäädäntöään siihen, että 18 vuotta alemmas saataisiin tuota ikää ja näin tämä parlamentti järjestää keskusteluja näistä kansalaisaloitteista. Se on mielestäni tärkeä ajatus. Kansalaisaloitteen eh, käyttö vaati uudistuksia. Siihen on neuvosto ja komissio ovat myös viitanneet ja mielestäni nämä uudistukset nyt johtavat siihen, että saamme paremmin kansalaiset osallistumaan tähän työhön ja parempia kansalaisaloitteita. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Valissa puolitoista minuuttia. Although since 2012, uh, 9 Vuodesta 2012 lähtien 9 miljoonaa ihmistä yli 20 jäsenvaltiosta on allekirjoittanut kansalaisaloitteen, mutta valitettavasti kansalaisaloite ei vielä täytä sen täyttä potentiaalia. Minusta kansalaisaloite hyötyy teknologian kehitysaskelista erityisesti tässä allekirjoitusten keruussa verkkoalustoilla – keskusjärjestelmien kautta allekirjoituksia voidaan kerätä muun muassa vammaisilta. Tärkeää tässä on kuitenkin se, että komissio voi osittain rekisteröidä myös näitä kansalaisaloitteita sellaisissa tapauksissa, joissa komissio pystyy ehdottamaan lainsäädäntöä vain osaan, osaan aloitteen kattamista asioista. Ja näin allekirjoitusten keräämisen voi aloittaa. Ja tämä joustavoittaa prosessia ja siitä pääsevät hyötymään pienemmät järjestäjäryhmät erityisesti. Mutta kaikkein tärkeintä tässä prosessissa on se, että komissio kehittää sidosryhmien mukaan ottamista tähän prosessiin vielä entisestään. Tämä järjestelmä toimii entistäkin paremmin ja mikä tärkeintä, se on käyttäjäystävällisempi. Eli odotamme innolla näiden uusien ominaisuuksien täytäntöönpanoa, koska tämä on loistava väline kansalaisillemme. Uh, uh, uh, Kiitos oikein paljon kollegat. Nyt sitten puhujat ja äh, puhujalistan ulkopuolelta. Ensinnäkin varapuhemies Kastalto, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Vuori synnytti hiirulaisen jälleen kerran. Tämä olisi ollut hieno mahdollisuus vastata tarpeeseen osallistua. Tämä uudistusehdotus herätti toiveita kansalaisissa, mutta jälleen kerran trilogista esiin tullut teksti turhauttaa ihmisiä, niitä, jotka halusivat todella tehokkaan kansalaisaloitteen. Jotta kansalaisaloite toimisi, tarvittaisiin perussopimusten uudistusta, jotta komissiolla ei olisi tällaista absurdia roolia, että se hyväksyy aloitteet rekisteröi ne ja sitten seuraa niiden toteutumista. Olisimme voineet avautua kansalaisyhteiskunnalle, mutta tässä mennäänkin yksi askel eteenpäin, taaksepäin, koska komissiolla annetaan vielä yksi monopoli, nimittäin tämän keskitetyn alustan hallinnointi sen sijaan, että järjestäjät ja yksilöt tekisivät sen niin kuin ovat tähän mennessä hyvin tehneet Vapaus on osallistumista. Antakaa kansalaisille enemmän osallistumisoikeutta ja vapautta. Kiitoksia. Kiitos selitykseksi vain. Annoin herra Kastolle muutaman sekunnin enemmän. Hänen piti osallistua keskusteluun, mutta koska hän oli puhemiehenä, hän sai puhua vain tässä eh, menettelyssä ilman puhujalistaa. Siksi toivottavasti ymmärrätte. Edustaja Ward, yksi minuutti. The Europeans. Minusta on hyvä, että tätä eurooppalaista kansalaisaloitetta on uudelleen arvioitu. On tärkeää, että kaikki kansalaiset pääsevät mukaan laadukkaaseen demokraattiseen prosessiin, kuten tähän kansalaisaloitteeseen, mutta se vaatii myös kansalaisten kouluttamista tässä asiassa. Heidän täytyy ymmärtää, mitä ovat arvot, minkälaisia ovat Euroopan unionin toimielimet, ja siinä meillä kaikilla voi olla oma osamme tehtävänä. Toimimme opettajina. Demokratian kehitys on aivan selvää, Britannian kansanäänestyksessä 2016 ihmiset eivät ymmärtäneet, mistä äänestettiin. Ihmiset luulivat olevansa voimattomia muuttamaan omaa tulevaisuuttaan, mutta eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla, kun se saadaan paremmin ihmisten käytettäväksi, tällainen kehitys voi muuttua. Olisi toivottavaa, että myös 16-vuotiaat voisivat allekirjoittaa samoin vammaiset. Minä uskon, että meidän täytyy pärjätä tässä vieläkin paremmin Dignity on World Event-tapahtumassa korostettiin kansalaisten roolia epätasa-arvon lopettamisessa, epäoikeudenmukaisuuden lopettamisessa yhteiskunnassa. Kiitos oikein paljon edustaja Ward. Olen pahoillani. Tiedän aina tulee lopuksi, mutta olen pahoillani. Edustaja Kuneva, yksi minuutti. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Kiitokset, puhemies. Kansalaisaloitteesta sen verran, että en tarkasti ymmärrä, mistä syystä niin paljon poliittista manipulointia tiettyjen poliittisten ryhmien taholta on nähty ja tämä hermostuttaa ja ärsyttää minua oikein kovasti. Tämä väline on aivan ehdottoman tarpeellinen. Meidän täytyy vastata kansalaisten vaatimuksiin ja odotuksiin. Tämä väline on aivan ehdottoman olennainen. Kaksi kuukautta ennen vaaleja ei ole mahdollista nyt luoda niin paljon esteitä ja poikkeuksia kansalaisten aloitteellisuuden eteen. voidaanko todellakin nyt sitten nauttia kansalaisten luottamuksesta ja äänistä. Tekstistä on mahdoton tällaisenaan äänestää. Me emme ole kovinkaan moninainen ryhmä, mutta me jatkamme kuitenkin taistoamme. Uh, ja viimeinen puhuja on edustaja Flanagan, yksi minuutti. Kiitos oikein paljon 67 kansalaisaloitetta on käynnistetty ja neljä vain vastasivat tämän yhden miljoonan allekirjoituksen kriteeriin. Vain kahteen komissio on vastannut vesi ihmisoikeutena ja eräs toinen Kumpikaan ei ole saavuttanut tyydyttävää tulosta. Pysäytä TTIP-vetoomuksen kohdalla on aivan selvää, että komissio hylkäsi aloitteen, koska se vastu- oli vastaan komission politiikkaa. Komissio on tuomari ja tuomittu samanaikaisesti. Tämä on farssia. Nyt komissio haluaa tehdä tästä vielä vaikeampaa, että saavutetaan miljoonan Ähm, allekirjoituksen tavoite poistetaan yksi näistä mahdollisuuksista vuoteen 2022 mennessä. Komissio sanoi, että se kuuntelee kansalaisia, mutta se ei tee sitä laisinkaan ja tämä osoittaa sen. Kiitoksia. Uh, uh, Tähän päättyvät puhujat puhelistan ulkopuolelta ja sitten varapuheenjohtaja äh, saa loppupuheenvuoron. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää uudestaan vielä Euroopan parlamenttia sen tärkeästä roolista tässä eurooppalaisen kansalaisaloitteen uudistustyössä. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun pyritään kannustamaan kansalaisia osallistumaan Euroopan unionin demokraattiseen elämään. Toimikaudellaan komissio on osoittanut, että kansalaisaloite toimii olemme kiinnittäneet poliittista huomiota kaikkiin aloitteisiin, jotka sen ansaitsevat. Kansalaisaloitteet vaikuttavat nyt todellisuudessa Euroopan unionin politiikkaan. Kansalaisilla on nyt käytössään helppokäyttöinen, käyttäjäystävällinen väline, jolla ne voivat pyytää Euroopan unionin toimielimiä toimimaan niissä asioissa, jotka kansalaisia kiinnostavat tämä uudistettu eurooppalainen kansalaisaloite ja siihen liittyvä asetus helpottaa kansalaisten kuulluksi tulemista. Kiitos. Kiitoksia vara puheenjohtaja. Seuraavaksi edustaja Lamassuur esittelen puolesta. Kiitokset puhemies. Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän kiintoisaan keskusteluun. Terri Gavras aivan erinomaisesti kiinnitti huomiota uudistuksen lisäarvoon ja siihen, minkälaisia huolenaiheita täällä on esitetty. Castaldolle varapuhemiehenä seuraavaa sanoisin valitettavasti keskitetystä järjestelmästä on väärää tietoa. Tämä on komission harteilla ja tämä on kolmikannassa hyväksytty ja tämä on ollut kansalaisaloite ehdokkaiden toiveena he halusivat taata vastaavan laadun ja myös sen, että tässä keskitys toimii ainoastaan teknisesti ja takaa ilmaisuuden, laillisuuden ja poliittisen puolueettomuuden kaikkien kansalaisaloitteiden välillä. Muistuttaisin siitä, että siitä lähtien kun kolmikannassa on päästy yhteisymmärrykseen, niin tarkistuksia ei voi poliittisesti enää hyväksyä ilman, että meidän pitäisi ryhtyä neuvottelut aloittaa taas nollasta. Ja se sitten siirtyisi seuraavalle parlamenttikaudelle ja seuraavalle komissiolle ja kansalaiset joutuisivat odottelemaan entistä kauemman. Emme halua antaa sellaista, että tässä nyt viiden vuoden aikana on kymmeniä ja kymmeniä lainsäädäntötekstejä hyväksytty, mutta ei saatu hyväksyttyä sitä, missä kansalaisilla olisi annettu enemmän valtaa. Uh, Kiitoksia oikein paljon kollegat. Keskustelun päättyy päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Ja sitten seuraava asia esityslistalla, nimittäin edustaja Kalnieten mietintö EUn ja Venäjän poliittisten suhteiden tila. Haluaisin kertoa teille, että tämän keskustelun aikana ei ole äh, puhuja puhelistan ulkopuolelta eikä saa esittää sinisen kortin kysymyksiä. Joten aloitamme esittelijästä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, Hyvät kollegat, minun mietintöni otsikko on Venäjän ja EUn poliittisten suhteiden tila. Ei ollut mikään helppo tehtävä hyväksyä mietintöä suhteista sellaisessa tilanteessa, jos Euroopan unioni ja sen assosioidut kumppanit tule, joutuvat Venäjän valtion tukemien toimijoiden hyökkäyksen kohtaan jotka luovasti käyttävät erilaisia hybridisodankäynnin tekniikoita. Tämän seurauksena erittäin tärkeä osa mietintöä käsittelee unionin kestokykyä ja kykyä torjua hybridiuhkia. Tänä päivänä viisi vuotta Krimin miehityksen jälkeen me korostamme sitä, että me voi palata tavanomaisiin suhteisiin ennen kuin Venäjä täysin palauttaa Ukrainan alueellisen integriteetin. Meidän täytyy uudelleen arvioida suhteitamme Venäjään, koska sitä ei pysty enää pitämään strategisena kumppanina. Vanhentunut EUn kumppanuus ja yhteistyö työsopimus Venäjän kanssa pitäisi eh, joutua uudelleen arvioitavaksi ja kaikkien tulevien puitteiden eh, jotka koskevat EU- ja Venäjän suhteita, pitäisi perustua siihen, että täysin kunnitetaan eh, lakia ja etyjin periaatteita. Nyt ei ole enää aikaa mukavalle ja diplomaattiselle kielelle. Valitettavasti ei enää ole tilaa tai aikaa uusille tärkeille suurille yhteistyöhankkeille Venäjän kanssa. On hyvin vähän tilaa millekään yhteistyölle niin kauan kuin Venäjä eh, miehittää osaa Ukrainasta ja eh, tekee hybridihyökkäyksiä muihin Euroopan maihin. Mutta tietenkin meillä pitäisi olla selektiivisiä suhteita Venäjään äh, alailla, jotka ovat meille erittäin tärkeitä. Ilmastonmuutos, energiaturvallisuus, digitalisaatio, ähm, Aseiden riisunta, terrorismin torjunta ovat muutamia näistä aiheista. Meidän täytyy olla tiukkoja eh, pakotteiden suhteen. Niitä pitäisi jatkaa niin kauan kuin Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta. Minulla on selvä viesti eh, Venäjälle sanktioiden eh, suhteen enemmän enemmästä, vähemmän vähemmästä. Me voimme myös seurata, kuinka ihmisoikeustilanne Venäjällä on huomattavasti heikentynyt ja siksi neuvoston pitää hyväksyä eurooppalainen Magnitski-laki, joka ottaa käyttöön yksilöllisen pakotejärjestelmän ihmisoikeusrikkomuksissa jotta meillä olisi tehokkaampaa politiikkaa Venäjää kohtaan, tarkoittaa, että meidän sisäisen ja ulkoisen politiikkamme täytyy olla johdonmukaista. Tämä koskee myös Nord Stream 2 hanketta, joka vahvistaa EUn suhteita Venäjän kaasuvarannoista, uhkaa EUn sisämarkkinoita eikä ole linjassa EUn energia- tai ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa. Se on pysäytettävä. Mietinnön suositukset toiminnasta Venäjän kanssa ovat varsin rajalliset, mutta jotkin pitäisi tässä mainita. Ihmisten väliset yhteydet, niitä olisi tuettava, erityisesti kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja nuoreja on tuettava. Sitten pitäisi olla selkeät käytännössäännöt ilmatilan suhteen, jota käyttävät sota lentokoneet ja siviililentokoneet, jotta ei synny väärinymmärryksiä ja väärin tulkintaa. Itä-Ukrainan konfliktiin voi olla ainoastaan poliittinen ratkaisu ja meidän on rohkaistava ähm, luottamuksen tai lisääviin toimenpiteisiin Donbassin alueella. EU on edistettävä YK on johtamaa rauhanturvaoperaatiota tässä Itä-Ukrainan kolkassa. Ja lopuksi haluaisin kiittää kollegoita tiimihengestä ja rakentavasta yhteistyöstä, jota meillä oli tämän mietinnön parissa. Kiitoksia. Navracis. Kiitoksia. Ja sitten komission puolesta komissio ja sen Navracis. Hyvää iltaa. Teillä on puheenvuoro. Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvää iltaa, hyvät parlamentin jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella edustaja Kalnieten mietinnöstä liittyen EUn ja Venäjän poliittisiin suhteisiin kun pidetään mielessä EUn viisi johtavaa periaatetta, jotka määriteltiin vuonna 2016. Huhtikuussa 2018 EUn ulkoministerit pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, että ne strategiset haasteet, joita meillä on Venäjä suhteissamme, tulevat kestämään jonkin aikaa. Edustaja Kalniete toi tässä esiin sen, että tärkeimpiä näistä haasteista on Venäjän laiton Krimin liittäminen itseensä ja tuo Itä-Ukrainan konflikti. Jännitteiden vaarallinen kasvaminen Asovin merellä ja Kertsinsalmessa ovat jälleen uusi ilmentymä näistä jännitteistä. Ulkoministerit vahvistivat sitoutumisensa viiteen johtavaan periaatteeseen, joista sovittiin 2016 suhteessa Venäjään, ja he korostivat myös tarvetta vahvistaa EUn kestävyyttä siinä, miten torjutaan Venäjän uhkaa, muun muassa näitä hybridiuhkia. EUn täytyy reagoida aikailematta ja kasvattaa EUn kestävyyttä näiden viiden periaatteen mukaisesti. Korkeaedustaja Mogherini on henkilökohtaisesti hyödyntänyt kaikki mahdollisuudet ottaakseen esiin EUn huolenaiheet Venäjän ulkoministerin Lavrovin kanssa – liittyen muun muassa Minskin sopimusten täytäntöönpanoon, Krimin laittomaan liittämiseen ja Asovinmeren ja Itä-Ukrainan turvallisuustilanteeseen. Tämän vuoden helmikuussa EUn ulkoministerit korostivat jälleen sitoutumistaan Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen ja sovittiin myös, että EU tukee edelleen Ukrainaa, muun muassa liittyen Asovinmeren tilanteeseen. Olemme ottaneet ulkoministeri Lavrovin kanssa esiin myös kansainvälisen politiikan tilanteita, kuten Syyrian tilanteen. Olemme pyrkineet edistämään tulitaukoa Idlibissä ja edistämään muiden konfliktitilanteiden ja humanitaaristen tilanteiden ratkaisua ja konfliktin ratkaisua yhteistyössä. Tämä pätee myös Iraniin ja Afganistaniin. INF-sopimus on pidettävä voimassa ja Venäjä on edelleen pidettävä Euroopan neuvoston jäsenenä. Kansalaisyhteiskunnan tila Venäjällä kutistuu ja ihmisoikeuksien puolustajat ovat vaikeassa tilanteessa. EUn valtuuskunta Moskovassa on jatkuvasti yhteydessä Venäjän viranomaisiin, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia – Näihin lukeutuu myös ihmisoikeuspuolusta- ihmisoikeuksien puolustajien tilanne, tasa-arvo, tasa-arvon puolustajien, naisten oikeuksien puolustajien tilanne. EU työskentelee väsymättä ja pitää yhteyttä näiden oikeuksien puolesta taisteleviin. Pidämme asioita esillä mediassa, teemme vierailuja eri paikkoihin ja niin edelleen. Pyrimme pitämään myös yhteyttä Venäjän yksittäisiin kansalaisiin ja osoitamme kansalaisyhteiskunnalle tukeamme. Venäjät, venä, venäläisopiskelijat äh, saavat äh, paljon tukea Erasmus Plus-vaihdosta. Schengen-viisumeita myönnetään venäläisille suuria äh, määriä. Ja meidän täytyy edelleen lähettää sitä viestiä Venäjän kansalaisille, että Euroopan unioni tukee heitä. Me olemme lähellä Venäjää, lähellä sen kansalaisia. Meillä on yhteistä kulttuuria, yhteistä historiaa ja se ei muutu miksikään huolimatta siitä, minkälaisia erimielisyyksiä meillä on Venäjän viranomaisten kanssa. Venäjä on tärkeä alue EUlle. Meillä on hyvää yhteistyötä useissa useilla alueilla, muun muassa Iranin suhteen ja arktisella alueella. Tietyt Venäjän käytösmallit esimerkiksi Ukrainassa tai Syyriassa ovat kuitenkin aiheuttaneet puraa EUn ja Venäjän välille. Neuvoston päätelmien mukaisesti olemme sitoutuneet EUn kestävyyden parantamiseen liittyen muun muassa ydinaseisiin liittyviin riskeihin, biologisiin aseisiin liittyviin riskeihin, kemiallisiin aseisiin pyrimme estämään myös kemiallisten aseiden leviämisen ja siihen liittyvä sopimus allekirjoitettiin lokakuussa 2018 ja tammikuussa neuvosto asetti pakotteita, joiden kohteena olivat neljä venäläistä GRUn henkilöä, jotka olivat sotkeutuneet tähän Salisburyn tapaukseen. Tärkeää on taistella, taistella myös verkkouhkia vastaan yhä laajemman välineistön avulla – pyrimme kehittämään äh, kyberuhkiin liittyviä, äh, liittyviä äh, torjuntavälineitä, jotka tässä Kalnieten mietinnössäkin nostetaan esiin. Pyrimme taistelemaan myös disinformaatiota vastaan. Viime vuoden joulukuussa EU hyväksyi toimintasuunnitelman, jolla taistellaan disinformaatiota vastaan, ja EUta edellytetään siinä koordinoitua lähestymistapaa, erityisesti mitä tulee nyt tulossa oleviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Tiedän, että teillä on tulossa tästä asiasta erillinen keskustelu huomenna. Haluaisin hyödyntää tämän mahdollisuuden ja muistuttaa, että meillä on yhteinen intressi pitää yllä äh, tasapainoiset järkevät suhteet Venäjään. Huolimatta näistä kasvavista jännitteistä EUlle on tärkeää pitää yllä kommunikointikanavia Venäjän suuntaan. Se on EUn ja koko maailman intresseissä. Me pidämme yllä läpinäkyvää politiikkaa Venäjää kohtaan yhteisten intressien alueilla, kuten alueellisen yhteenliittyvyyden alueilla ja alueellisen kestävyyden alueella myös. Kiitos. Kiitoksia komissio sen nyt poliittisten ryhmien puolesta EPPstä edustaja Peder, Preda puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitokset Sandralle, joka on tehnyt paljon työtä tämän asian eteen. Ja näin on käynyt hyvin selväksi, miten on käynyt unionin ja Venäjän välisissä suhteissa kansainvälisistä näkökulmista katsottuna. Tietysti myös huonojakin uutisia on kuultu, kaikki sen tietävät, jos ajattelemme esimerkiksi mais je voudrais euh, insister euh, plutôt sur un autre aspect et monsieur le commissaire l'a mentionné euh, on est juste avant les élections européennes. komission jäsenkin tähän jo viittasi. Eli me olemme puhuneet jo Kremlin vaikutuksesta meidän demokratioihimme. Tässä ei ole kyse mistään poliittisesta asiasta yksistään minä havaitsen, että Romanian hallitus ei ole paikalla neuvoston puheenjohtajana. Se on todella ikävää. Eikö kuitenkin olisi syytä ennen vaaloja selventää tiettyjä asiakohtia, missä Venäjä on paikalla, minkälaista demokratiaa siellä on, miten Kreml tekee työtä, missä tuota venäläistä rahaa on demokratioihin sullottu. Tämä keskustelu täytyy käydä ennen vaaleja eikä vaalien jälkeen, koska muuten me ajaudumme sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa, jossa ajaudutaan nimenomaan tällaiseen täydelliseen epävarmuuteen. Eikö voitaisiin selventää näitä asioita jo etukäteen? Uh, Kiitoksia seuraavaksi SND-ryhmästä edustaja Jaakonsaari, kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitos. Valitettavasti EUn ja Venäjän väliset suhteet eivät ole hyvässä tilassa. Syyt ovat hyvin tiedossa. Venäjä on rikkonut kansainvälisen oikeuden periaatteita Ukrainassa liittämällä Krimin itseensä. Myös Venäjän tuki äärioikeistolaisille ja populistisille hallituksille EU:ssa aiheuttaa vakavaa huolta. Tällaista tukea on osoitettu muun muassa herra Orbanille Unkarissa ja Venäjä levittää myös disinformaatiota ja valeuutisia. Tällaisten jännitteiden aikana on tärkeää pyrkiä kaikki keinoin vähentämään eskalaatiota, tilanteen pahenemista. Minskin sopimusten täytäntöönpano osoittaisi, että Venäjällä on hyvää tahtoa pyrkiä ratkaisemaan Itä-Ukrainan konflikti. Meidän täytyy neuvotella Venäjän kanssa, jotta väärinymmärrysten riski pienenee. Eräs virallinen alusta tällaisiin neuvotteluihin voisi olla parlamenttien välinen vuoropuhelu EUn ja Venäjän välillä. Minusta tällainen vuoropuhelu olisi tärkeä väline näinä jännitteisinä aikoina. Siksi molempien osapuolten pitäisi poistaa tällaisen vuoropuhelun tiellä olevat esteet. Meidän täytyy jatkaa hyvin pragmaattista kanssakäymistämme Venäjän kanssa yhteisten intressien alueella ja globaaliin hallintoon liittyen. Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet, Rajat ylittävä yhteistyö ja Barentsin euroarktinen neuvosto ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta rakentavasta yhteistyöstä, joka hyödyttää kansalaisia. On tärkeää, että me vahvistamme myös ihmisoikeuksien puolustajien suojelua. Ihmisten väliset kontaktit ovat tärkeitä, samoin Erasmus Plus. Se on suosittu ja sen rahoitus on turvattava ja sitä on kasvatettava. Seuraavaksi ESR-ryhmästä puolitoista minuuttia edustaja Fotika. Kiitos puhemies. Venäjä tekee lupauksia, kun sen eh, niin täytyy tehdä, ja sitten se ei pidä lupauksiaan eh, heti, kun se on taas vahvoilla. Josef Piusutski sanoi näin noin sata vuotta sitten. Ja monet puolalaiset sukupolvet ja kansakunnat eh, minun puoleltani Eurooppa ovat voineet vahvistaa tämän ja Georgia ja Ukraina ovat viime vuosina voineet tämän myös todeta. Lähi-idässä, arktisella alueella äh, ja Venäjässä omaa yhteiskuntaa vastaan. Äh, tuen Sandra Kalnieten mietintöä. Kiitos yhteistyöstä. Seuraavaksi edustaja Vautmans, kaksi minuuttia. Kiitokset puhemies, hyvä komission jäsen. Minä itse asiassa olen, olen todella tyytyväinen siihen, että pystymme puhumaan unionin ja Venäjän tilanteesta nyt tänä iltana. Unionin ja Venäjän tilanne ei ole kovinkaan hyvällä, hyvässä jamassa nyt. Meillä on itse asiassa vähemmän neuvotteluja Venäjän kanssa kuin kylmän sodan aikana siitä pitäisi meidän kaikkien pohdiskella, miten meidän siis nyt pitäisi toimia näiden tosiasioiden edessä, kun meillä on kaikenlaisia pakotteita ja vastapakotteita, eikä vuoropuhelun olla päästy, ole päästy juuri alkuunkaan. Näin tässä täytyy puhua uudesta Venäjäpolitiikasta, sellaisesta, joka luo meille laajemmat mahdollisuudet vuoropuheluun. Venäjä on nyt ja tulevaisuudessakin merkittävä naapuri Euroopan kannalta ja siihen vaaditaan sitoumusta sellan, sen tyyppistä kuin 70-luvun Helsinki-prosessi, jossa turvattiin edistystä ja kun tietyllä alueella päästiin eteenpäin, siirryttiin seuraavaan kappaleeseen, seuraavaan lukuun. Puhuttiin muustakin kuin pakotteista. Eli meidän täytyy kansalaisten ajaa näkökulmasta tätä asiaa myös katsoa Venäjän, Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja Venäjän kansalaisten näkökulmasta, koska monet kansalaiset siellä kasvavat Euroopan vastaisessa mielialassa. Tämä on merkittävä asia ja meidän täytyy parlamentista tältä, tällaista talosta välittää viestiä siihen, että me haluamme tällaisen vuoropuhelun uudelleen ja yhteistyötä taas luoda. Oh, ich, uh, Viidestä ryhmästä äh, edustaja Harms kaksi minuuttia. Minäkin mielelläni pitäisin yllä hyviä suhteita Venäjän kansalaisiin, mutta tiedän mikä sitä vastaan on. Krimin miehitys, jatkuva Ukrainan sota, jossa on kuollut 13 000 ihmistä, yksi matkustajakone on ammattu alas, Donbasin ihmiset kärsivät, Krimin tataarit on ajettu Krimiltä ja mm, oikeudenkäyntejä Venäjällä, jossa sotilaita uhkaillaan psykiatrisella hoidolla. Putinin aggressio ei kohdistu pelkästään Ukrainaan, vaan myös itäisiin kumppanimaihemme Moldova ja Georgia eh, jo ennen Ukrainan sotaa kärsivät tästä aggressiosta ja me olemme nyt huomanneet, että aggressio kohdistuu myös Euroopan unioniin. Ja minun on sanottava, että minulle eh, perinteinen ja eh, jopa ydinasevarustelu, jota Venäjä systemaattisesti harjoittaa, korostaa vielä tätä aggressiota eh, EUta kohtaan. Euroopan vastaisten eh, puolueiden rahoitus äärioikealla, mutta myös vasemmalla, puuttuminen EU-kysymyksiin, eh, kyberhyökkäykset, mm, yllyttäminen Makedoniassa ja myös Ranskassa, kassa keltaliivien mielenosoituksessa, äh, eivät ole mitään sellaisia äh, kutsuja, joilla Venäjä välittäisi, että olemme palaamassa parempiin suhteisiin. Vähemmistöt, oppositiotoimittajat äh, ja muut kärsivät päivittäin Venäjällä. Ihmisoikeustuomioistuin, Euroopan neuvosta, Euroopan parlamentti ovat tehneet päätöksiä, päätöslauselmia ja niin poispäin, mutta niillä ei ole ollut mitään seuraamuksia. Me todella toivoisimme, että meillä olisi paremmat suhteet Venäjän kansalaisiin. Me toivoisimme, että Venäjä pysyy eh, Euroopan neuvostossa, mutta edellytysten on oltava oikeita. Seuraavaksi kuoryhmästä edustaja Scholz puolitoista minuuttia. Kiitoksia eh, Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Kahdenväliset suhteet Venäjään todellakin ovat heikoimmassa tilanteessa vuoden 90 jälkeen ja ne ovat menossa kohti pohjamutia. Meidän täytyy tehdä periaatepäätös, miten haluamme yllä varmistaa rauhan ja kumppanukselliset suhteet Venäjän kanssa ja ratkaista ongelmat naapurimaissamme ja kantaa vastuumme konflikteista muilla alueilla. Viimeisen vuosisadan kokemukset, mutta myös viimeisen kahden vuosikymmenen kokemukset osoittaneet, että vakaus ja rauha on saavutettavissa ei Venäjää vastaan, vaan Venäjän kanssa. Hyvät kollegat, hyvä esittelijä, mietintöä laatiessa me keskustelimme siitä, pitäisikö suhteiden perustua vastavuoroiseen pelotevaikutukseen. Minä mielestäni ei. Me päädymme yhä syvemmälle umpikujaan, koska on jännitteitä, asevarustelua ja yhä vahvempaa poliittista ja sotilaista konfrontaatiota. Meillä täytyy nyt olla suuntaviivat keskustelulle, joka on kriittistä ja asiallista. EUn tulisi todellakin kriittistä Venäjä sisä- ja ulkopolitiikkaa, mutta täydentää sitä omalla itsekriittisellä analyysillä omasta politiikasta. Ja tätä odotan myös kaikilta vastuullisilta Venäjän federaatiossa. Ja seuraavaksi FDD-ryhmästä edustaja Arnot, kaksi ja puoli minuuttia. En tue sitä, mitä Venäjä on tehnyt Krimin alueella tai Asovan merellä. En ymmärrä, miksi kukaan haluaisi, kukaan homo haluaisi elää maassa, joka sortaa homoja. Venäjällä on edelleen poliittisia vankeja. Tänä vuonna Venäjä on päässyt listalle, jossa tarkkaillaan sitä, mikä maa sortaa ja vainoaa kristittyjä kaikkein pahiten. En voi uskoa sekuntiakaan, että venäläisagentit olivat Salisburyssa aivan sattumalta tuon Novichok-myrkkyiskun aikaan. Eikä minulla ole mitään positiivista sanottavaa Putinin hallinnosta Venäjällä. Minusta näyttää, että suuri osa Venäjän ulkopolitiikkaa on kansallisvaltion suorittamaa trollausta Venäjä yrittää aiheuttaa sekaannusta ja hätäännystä täällä Euroopassa ja minusta jotkut ovat pudonneet tähän ansaan aivan suoraan. Venäjä mukaan sekaantui brittien kansanäänestyskampanjaan. Se on aivan hölynpölyä. rahaa käytettiin noin 86 eurosenttiä per äänestäjä näihin kampanjoihin. Materiaalia tuotettiin väitetysti Venäjän toimesta myös Yhdysvaltain presidentinvaalien aikaan materiaali, jolla pyrittiin vaikuttamaan äänestäjiin. Ja nyt on yritetty väittää, että Venäjä on sekaantunut myös tähän Iso-Britannian Brexit-kansanäänestykseen, ja se johtuu vain siitä, että tietyt tahot eivät pidä tämän kansanäänestyksen tuloksesta. Ja itse asiassa EU-mieliset liikkeet Britanniassa saivat sakkoja näistä väitteistä, kun todisteita ei ole löytynyt. Tällaiset väitteet eivät kuitenkaan vaikuttaneet lopputulokseen. Iso-Britanniassa vetomustuomioistuin päätti omassa päätöksessään, että mikään ulkopuolinen taho ei vaikuttanut kansanäänestyksen tulokseen, eikä tulos olisi ollut mitenkään erilainen. Ja silti tällaisia väitteitä kierrätetään uudestaan ja uudestaan, ja se osoittaa, että ei haluta hyväksyä Iso-Britannian kansalaisten tahtoa. E Kiitoksia seuraavaksi ENF-ryhmästä. Edustaja Schaffhauser, yksi minuutti. Hyvät kollegat, hyvää Kalniette. Tässä te e-, esiinnytte kulakin vastaisesti. Te olette itse lihassanne tuntenut tämän järjestelmän ja kommunistinen järjestelmä pohjautuu täysin valheeseen, mutta me emme saa sotkea asioita keskenään, toisaalta järjestelmää ja toisaalta valtiota. Venäläiset ovat ensimmäiset, jotka ovat myös kärsineet stalinismin väärinkäytöksistä ja minä voin huomauttaa, että bolshevismi ei ole jäänyt monesta toimielimestä kau- kovinkaan kauas. Eli kun katsomme Venäjän strategiaa, niin ei pidä katsoa äh, kansalaisia väärällä silmällä. Näin Unkari, Puola, Tsekin tasavalta, Ranska ja Saksa usein ovat nähneet vain omat intressinsä. Olisi aivan väärin toimia näin eikä käy, ja käyttää tällaisia polsevikisia keinoja ja ajatella populismia puheenjohtaja keskeyttää. Time. Time Kiitoksia. Nyt komissaarilla on mahdollisuus vastata. Let me thank the Kiitos puhemies. Haluan kiittää jäseniä heidän puheenvuorostaan tästä keskustelusta. Teen sen päätelmän, että meillä kaikilla on yhteinen tavoite, että meillä pitäisi olla rajallistinen lähestymistapa Venäjään. Meidän katsomme, miten käyttää parhaiten kaikkia olemassa olevia välineitä, vahvistaa omaa kesto, sietokykyämme ja tukemalla Venäjän kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja ihmisten välisiä suhteita. Haluan vielä kerran sanoa, että arvostan parlamenttia siitä, että se pitää tämän tärkeän asian eh, esillä. Eh, kiitoksia. Edustaja Kalniete, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Most respected colleagues, I will... Hyvät kollegat, puhun latviaksi. Laittakaa kuulokkeet päähän. So, it's done. Eh, Pateicos, es Haluaisin kiittää keskusteluun osallistuneita kollegoita. Tästä on nyt pääteltävä, että kun vuonna 2015 hyväksyttiin samansuuntainen päätöslauselma EUn ja Venäjän välisistä suhteista, tilanne ei ole parantunut, vaan pikemminkin pahentunut. Enkä oikeastaan näe, miten lähitulevaisuudessa Kreml voisi muuttaa strategiaansa. Se edelleen pyrkii horjuttamaan EUn vakautta. Viime viikonloppuna järjestettiin suuria mielenosoituksia venäläiskaupungeissa sitä vastaan, että Venäjän internet pyritään irrottamaan koko muun maailman internetistä. Venäjällä hallinto ymmärtää, että avoimuus uhkaa sen olemassaoloa Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien, niin Putinhan pitää Neuvostoliiton hajoamista 1900-luvun suurimpana katastrofina ja Venäjä on pyrkinyt eristäytymään maailmasta siitä lähtien ja se voi johtaa tämän uuden vuosituhannen suurimpaan katastrofiin. Meidän täytyy nyt toivoa, että pystymme palaamaan yhteistyön tielle ja yhteistyön ilmapiiriin, joka oli joskus olemassa EUn ja Venäjän välillä sen jälkeen, kun rautaisirippu murtui, mutta varmastikaan tämä ei tapahdu pian ja se täytyy ottaa huomioon. Kiitoksia kollegat. Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin Lyhyt esuttely, Sora ja Postin mietintö, EUn valmiuksien parantaminen konfliktin estossa ja välitystoiminnassa. Edust- esittelijä, teillä on neljä minuuttia. It doesn't work. It does work. Okay. Eikö mikrofoni toimi? Toimii. Hyvä. Euroopan unioni on rauhanprojekti ja meidän on sitouduttava roolimme vahvistamiseen rauhan globaalina toimijana. Pääajatus on tässä vahvistaa EUn kansainvälistä toimielimisiä kapasiteetteja konfliktin ehkäisyssä ja lisätä parlamentin roolia tällä saralla. Tärkeimmät ehdotuksemme ovat, että luodaan EUn korkean tasan neuvoantava elin konfliktien ehkäisyn saralla korkean edustajan alle. Tämä neuvoa antava elin sisältää asiantuntijoita konfliktin ehkäisyn saralta. Tämä korkean tason paneeli kuvastaa myös sitä, mitä e, YK on luonut uuden pääsihteerin alaisena. Tarvitsemme myös uuden EUn erityislähettilään, rauhan erityislähettilään meillä on selvä mandaatti, miten edistää ja rakentaa rauhaa kaikilla tasoilla maailmassa. Lisäksi olisi luotava lisää toimielimisiä mekanismeja erityisiä konfliktin ehkäisytilanteita varten. Ne ovat myös tärkeitä toimielimellisen kapasiteetin lisäämiseksi, kun on kyse konfliktin ehkäisystä Nämä horisontaaliset mekanismit ovat hyvin tehokas ja pragmaattinen tapa koordinoida EUn toimielimellistä työtä myös paikan päällä neuvoston työryhmän perustaminen konfliktin ehkäisystä ja sovittelusta on myös väline, jota ehdotetaan mietinnössä. Neuvoston asetettava konfliktin ehkäisy ja sovittelu korkealle asialistallaan ja lisättävä työtä kohdistettujen toimien kautta. Euroopan parlamentin kasvava rooli poliittisessa sovitteluprosessissa on yhä enemmän tunnustettu e, esimerkiksi ADEC-toimintojen kautta ja e, on myös ehdotettu, että nimitettäisiin varapuhemies, joka on vastuussa vuoropuhelutoiminnan koordinoinnissa. Vuosituinen kertomus parlamentille siitä edistyksestä, mitä on saavutettu EUn politiikassa, konfliktin ehkäisyssä ja sovittelussa on myös ehdotus. Olen ollut selvä budjettikysymyksissä, jos haluamme, että EU toimii ja on tehokas konfliktin ehkäisyssä ja sovinnon äh, rakentamisessa. Meidän on varmistettava, että uudessa monivuotisessa rahoituspuotteessa on korvamerkitty riittävästi määrärahoja. Meidän on myös varmistettava naisten eh, edustuksellisuus, naisten kokemus, eh, nuorten kokemus ja kansalaisyhteiskunta on varmistettava kaikissa konfliktin ehkäisytoimissa. Siksi eh, yritin valtavirtaistaa sukupuolinäkökulman tähän mietintöön kansainvälisesti hyväksyttävän naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan toimintaohjelman mukaisesti joka hyväksyttiin vain muutama kuukausi sitten joulukuussa 2018. Näissä johtopäätöksissä neuvosto muistuttaa Euroopan unionin sitoumuksista täysin panna täytäntöön tämä VILPS-agenda, joka vastaa tätä näitä päätöslauselmia, että varmistetaan, että tämä agenda täysin otetaan mukaan kaikkiin EUn toimiin. E, ja olen hyvin yllättynyt siitä, että puolen valtavirtaistamista ei hyväksy, enemmistö hyväksynyt AFET-valiokunnassa. Jotta voitaisiin uudelleen tasapainottaa mietintöä, olen tehnyt tarkistuksia täysistuntoon seuraavista aiheista – Eh, jotta EU ottaisi johtoaseman YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman suhteen naisista, turvallisuudesta mm, ja rauhasta ja myöskin vastuullisuusmekanismista ja siitä, että luotaisiin eh, sovittelijoiden eh, ryhmä, joka sisältäisi nykyisiä ja entisiä parlamentin jäseniä, että perustettaisiin eu naisten sovittelijoiden verkosto ja sukupuolibudjetoinnista. Kiitoksia. Kiitos edustaja Post ja nyt sitten eh, puhujat ensimmäisenä edustaja Ward. 8.3. oli kansainvälinen naisten päivä, joten minä mietin silloin naisten tilannetta konfliktialueilla. Naisten ihmisoikeuksia poljetaan. Heidän te- fyysinen ja henkinen terveytensä on uhattuna. Miljoonat naiset kautta maailman ovat äh, sukupuoleen kohdistuvan väkivallan uhreja ja EUn täytyy toimia esitaistelijana, kun pyritään torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Meidän täytyy pyrkiä edistämään holistista lähestymistapaa, kun torjutaan kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tähän täytyy liittää tiedotuskampanjoita sekä naisten että miesten parissa liittyen naisten ja miesten oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin. Nämä välineet eivät kuitenkaan ole tehokkaita, jos meillä ei ole mukana naisia, joilla on erilaiset taustat, sillä sukupuolen kohdistuva väkivalta voi esiintyä monissa eri muodoissa. Näihin holistisiin lähestymistapoihin pitää ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan toimijoita, jotka tekevät todella hyvää työtä, kun ne pyrkivät auttamaan naisia hyvin vaikeissa oloissa. Sorry. Thank you, Mr. Ward. Now, Mr. Mar- Kiitoksia, edustaja Ward. Edustaja yksi minuutti. Kiitokset puhemies. Konfliktien estäminen ja välitystoiminta kuuluvat union, niiden pitää kuulua unionin perustehtäviin, koska me olemme suuren luokan rauhan edistämistoimia ja täytyy pystyä rauhanomainen yhdessäolo takaamaan ei pidä kuitenkaan puuttua sisäisiin asioihin. Meidän täytyy pero- noudattaa myös kansainvälisen oikeuden periaatteita ja myös pyrkiä saamaan YK tuella, YK päätöslauselmien tuella rauhaa aikaan. Unionin täytyy käyttää parlamentaarista diplomatiaa myös neuvotteluissa muiden valtioiden kanssa, jotta voimme ratkoa ongelmat. Ihmiseen pitäisi keskittyä lähestymistavassamme. Kiitos. Kiitos ja sitten komission puolesta komission jäsen. The report on building EU capacity on... Kiitokset konfliktin estosta ja välitystoiminnasta. Kuten esittelijä sanoo, niin konfliktin estäminen ja välitystoiminta ovat päivittäisen työmme ytimessä ja niitä me priorisoimme myös uudessa strategiassamme. Unioni on noin 40 prosessissa, välitysprosessissa kautta maailman ja unionin ajatukset ovat selvästi näkyvissä. Joissain tietyissä kohdissa sitten puolestaan teemme enemmän peitossa työtä. Meidän täytyy vahvistaa konfliktienestotoimintaa ja vahvistaa välitystoimintaa ja pitää sitä ensimmäisenä mahdollisuutena konfliktien ilmetessä. Tämä on tärkeä prioriteetti unionin ulkosuhdehallinnossa ja nykyisin me olemme aktiivisesti osallistuneet kansainvälisissä välitystoimissa ja auttaneet Malin rauhan rakentamisessa. Me myös haluamme ohjata Keski-Afrikan tasavallan eri ryhmiä rauhaan. Ja tästä naisten välitystoiminnasta Jemenissä ja Syyriassa me haluamme tarjota heille merkittävän roolin ja saada rauhan todelliseksi. Me teemme yhteistyötä alueellisten kumppaneidemme kanssa, kuten YK, Afrikan unionin ja OECDn kanssa ja muiden vastaavien etyjien kanssa ja muiden vastaavien kanssa. Konfliktit ovat monimutkaisia ja meidän täytyy siksi tehdä entistä enemmän yhteistyötä ja täydentää toinen toistemme työtä. Me toivomme parlamentin myös osallistuvan tähän työhön ja osallistuvan yhteiseen työhön, kun kehittelemme tätä välitystoiminnan yhteistä kantaa. Ja me haluamme vahvistaa ulkosuhdehallinnan välitysmahdollisuuksia unionin välitystoimijoiden verkosto on otettu käyttöön ja korkean tason välitys Task Forcein pitäisi tarjota neuvoa, riskiarviointia ja vahvistettua yhteistyötä. Tähän on ryhdytty. Joskus on hankalaa saada näitä konfliktin estotoimia menestyksellä eteenpäin. Osa niistä toteutetaan sitten aika syrjässä. Konfliktien määrä on kasvanut huomattavasti, mutta tämä on konfliktien luonteen muuttuvaan, muuttuvuuteen EUn vastaus. Unioni haluaa johtaa tällä alalla ja teemme kovasti työtä tämän eteen. Luotan tukeenne myös siinä, että meillä olisi seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä korvamerkittynä riittävät rahat konfliktin estoon ja välitystoimintaan näin kiitän teitä kaikkia, myös esittelijää. Tässä on otettu tärkeät asiat eteen ja odottelen hyvin tiivistä yhteistyötä kanssa. Kiitos äh, komission jäsen. Keskustelu on päättynyt. Äh, äänestys toimitaan huomenna ja nyt viimeinen asia tämän päivän esityslistulla, nimittäin minuutin puheenvuorot. Ensimmäinen puhuja on edustaja Mureson. Livio Babesista, Romanian kommunistin vastaisesta sankarista. Olkaa hyvä. Hmm. domnule președinte kiitoksia puhemies tänä vuonna on kolmekymmentä vuotta kulunut kommunismin romahduksesta keski ja itä euroopassa joka johti myös mantereen yhdistymiseen. romaniassa toisin kuin muissa euroopan itä ja keski euroopan valtioissa kommunismin romahtamisessa kuoli yli 1100 ihmistä e, vuoden 89 joulukuussa. Vähemmän tunnettu on se, että toinen maaliskuuta 89 Livio Cornel Babes sytötti itsensä e, tuleen e, osoituksena kom- protestiksi kommunismihallinnon hirveyksille. Ja Tämä oli Brasovissa äh, paikalla, jossa oli hyvin paljon ulkomaisia ähm, turisteja, joten kommunistit eivät pystyneet piilottamaan tätä prosessia. On erittäin tärkeää, että muistamme tätä, koska se äh, mahdollisti vallankumouksen 89. Kiitoksia. Kiitos kollega. Ja seuraavaksi edustaja Castaldo, ihmisoikeuksien rikkomus Etelä-Afrikassa. Kiitoksia kollegat. Haluan tänään kertoa teille eh, Marken alueen kansalaisten, eh, eh, jotka suuria määriä rahoja panivat taisin ad hoc toimiin Marken alueella, mutta vuoden 2016 2000 2017 maanjärjestysten jälkeen tarkoitus oli, että eh, nämä oli annettava 87 kunnalle, eh, jotta voitaisiin auttaa näitä eh, kansalaisia noilla alueilla. Tiesimme, kuinka paljon tarvitsivat apua, mutta ilmeisesti suurin osa näistä rahoista on käytetty toimenpiteisiin muualla alueella. 45 miljoonaa euroa strategisiin toimiin mm, on annettu muualle kuin näille alueille. Me aiomme esittää suullisen kysymyksen komissiolle, että voimme selvittää, minne nämä määrärahat ovat päätyneet. Ei ole hyväksyttävää se, että ne, jotka ovat kärsineet, joutuvat vielä tällaistakin näkemään. Marken kansalaiset haluavat totuuden. Seuraavaksi edustaja Mavrides, yksi minuutti, yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka ja energiaturvallisuus. Kiitos puhemies pari päivää sitten itäisellä välimerellä löydettiin uusia kaasuesiintymiä. Tämä tapahtui lähellä Kyprosta. Tämä tarjoaa tietysti uusia mahdollisuuksia Euroopan unionille ja tällä tavoin Euroopan unioni voi päästä eroon kolmansista maista kaasun toimittajina – ja se on tärkeää Euroopan unionille ja erityisesti maille tuolla alueella. Samaan aikaan Turkki on kasvattanut aggressiotaan, ilmaissut uusia uhkia ja lähettänyt muun muassa laivaston tuolle kyseiselle alueelle. Ja Turkin puolustusministeri on julkaissut kartan, jonka mukaan Kypros on Turkin aluetta, vaikka Kyproshan on Turki on Euroopan unionin jäsenvaltio, mutta tässä kartassa Kypros on Turkin alueella. Kyproksesta on kirjoiteltu vaikka minkälaisia päätöslauselmia, mutta mitään ei ole tapahtunut. Nyt on tärkeää panna täytäntöön pakotteita Turkkia vastaan. Kiitoksia oikein paljon. Herra Chatski, korruption torjunnasta EU-ssa. Olkaa hyvä, yksi minuutti elnök úr, a korrupció veszélyeire és következő... Kiitos puhemies. Minä haluan kiinnittää huomiota korruption uhkaan. Hyvin monet ihmiset ajattelevat tämän olevan teoreettinen ongelma, josta olisi helppo puhua, mutta kuitenkin meidän täytyy löytää rat, vahkavat ratkaisut tähän. Minä olen Slovakian kansalainen ja olin hämmästynyt kun havaitsin, että nykyhallitus käyttää välineenään korruptiota. Ja sietokyky on ajautunut siihen asti, että lehtimies, joka on osoittanut korruptiotapauksia, tuli murhatuksi ja järjestäytyneet rikollisryhmät ovat valmiita vastaavia rikoksia tekemään ja ovat pyrkineet myös oikeusministerin päästämään päiviltä. Ei ole riittävää tutkia vain tehtyjä rikoksia. Meidän täytyy myös estää korruption muotoutumista. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kapuutu, terveyskysymykset äh, hänen vaalipiirissään. Kiitos puhemies. Äh, Pariisin äh, sopimuksella ja päästökauppajärjestelmällä Euroopan unioni on selvästi taist, ilmaissut taistelunsa Ähm, ähm, saasteita vastaan Tarantossa mm, äh, polisyklisten aromaattisten hiilivetyjen ähm, päästöt lisääntyvät. Tarantossa lapset kuolevat, koulut sulkevat ja ihmisten pitää valita, menevätkö he äh, töihin vai pitävätkö terveytensä. Kun taas, Euroopan, kun taas Italian hallitus ei varmista näitä ympäristötietoja eikä äh, ryhdy toimiin käyttääkseen äh, erityismäärärahoja. Pyytäisin, että komissio tukisi kaikkia äh, Apulian alueen ehdotuksia, joiden avulla halutaan ottaa käyttöön Tarantossa ohjelma samantyyppinen kuin Kaleessa, jos otettiin käyttöön miljardin euron arvosta määrärahoja, jotta voitaisiin edistää vähähiilistä taloutta. Kiitoksia edustaja Maria yksi minuutti. Μετά τη θεομηνία και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιφερειακή ενότητα... Kiitos puhemies. Kaneen alueella Kreikassa on ollut tuhotulvat ja euroryhmä on nyt päättänyt äskettäin olla korvaamatta miljardin euron korvauksia ja muita maksuja. Eli Kreikan kansa joutuu kärsimään tästä. Tämä kurinpitopolitiikka on tähän johtanut ja tästä syntyy myös spekulaatiota. Keskuspankki on ostanut 40 prosentilla valtion obligaatiota ja on pakottanut 100 prosenttisesti maksamaan takaisin nämä joukkovelkakirjat. Tämä palkitsee ainoastaan keskuspankkia ja keskuspankin johtaja Draghi on vaatinut huutokaupattavaksi lainoja, jotka ovat jääneet maksamatta. Näin kodit ja kansan, kansalaisten asunnot Kreikassa ajautuvat spekuloijien käsiin. Tässä täytyy vastauksia kyllä saa. Uh, Kiitoksia nyt hyvää tuuli loppuu vihreässä ryhmässä, koska pyydän edustaja Marcellesia puhumaan Teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. 11 vuotta on aikaa ilmastonmuutosta torjua. Näin on tutkimukset osoittaneet ja nuoret tätä toitottavat pitkin katua tämänkin viikon aikana. Nuoret nimenomaan pelkäävät ja me vihreät olemme halunneet avata parlamentin ovet ja tänne nuoret ovat tulleet vaatimaan poliittista toimintaa selvän ilmastonmuutoksen edessä, koska nyt elämme tällaisessa siirtymässä, jossa me haluamme ekologisen siirtymän osallistavan, luovan, kunnianhimoisen siirtymän, jossa luodaan mahdollisuuksia eikä ketään jätetä syrjään ja taataan myös näiden nuorten tulevaisuus meidän täytyy saada ilmastostrategia koko Euroopalle. Nuoret haluavat tehdä työtä ja me haluamme olla tämän historian tekijöitä ja luojia, ja minä haluan myös pystyä katsomaan lapsiani silmiin. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pavel, uh, Romanian EU-puheenjohtaja. hyvät kollegat, Romanian uh, kyky ja kunnia pitää eh, olla eh, neuvoston puheenjohtaja. Miten onnistumme siitä, eh, kun ennen tämän kauden alkua Johannis ja entinen Suomen pääministeri sanoivat, että me emme olleet valmiita, niin nyt kahden kuukauden jälkeen kaikki kumppanit arvostavat ainakin kolme asiaa. Romanian hallituksen poliittista tahtoa ja halua Eh, saada eh, avainkysymyksiä eteenpäin. Toiseksi osoitamme eh, erinomaista hallinnollista kapasiteettia, kun järjestämme tapahtumia, keskusteluja puheenjohtajuuskauden aikana ja myös asiantuntijamme ovat hyvin valmistautuneita. Kolmanneksi Romania on kaunis maa, jossa on kovasti työtä tekeviä ihmisiä mm, varmaan muutaman kuukauden kuluttua voidaan sanoa, että puheenjohtajakautemme on ollut menestys. Ehkä sen näkee myös presidentti Johannis. Kiitoksia. Ja edustaja Konechna huonolaatuista lihasta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Tsekki ja Puola ovat nyt riidelleet muutaman viikon ajan. Riita alkoi salmonellasta – 700 kiloa naudanlihaa lähetettiin Puolasta Tsekkiin. Kunnioitan kaikkia jäsenvaltioita ja erityisesti Visegradin neljää maata ja siksi haluaisinkin selittää Tsekin kantaa tässä asiassa. Minusta on loogista, että Tsekin viranomaiset aloittivat valvontatoimet, jotka kohdistuivat puolalaiseen naudanlihaan. Tavoitteena ei ollut mitenkään, äh, mitenkään loukata tässä puolalaisia vaan estää se, että tsekit söisivät huonolaatuisia vaarallisia tuotteita. Mutta EU toimi tässä nyt tökerösti. EU vaati näiden valvontatoimien lopettamista. Tsekki haluaa ainoastaan todisteita siitä, että teurastamoissa on eläinlääkäreitä paikalla ja että lihantuotannossa noudatetaan riittäviä valvontatoimia. Se on aivan järkevä toimi. EU täytyy kunnioittaa meidän oikeuttamme suojella itseämme. On Brexit. Edustaja Harkin Brexitistä yksi minuutti. Tonight the negotiations on what may be the Brexit. Kiitos. Niin Brexit-neuvotteluja käydään tavallisen kansan ulottumattomissa. Kaikissa neuvotteluissa tarvitaan sellaista, mitä voisi kutsua rakentavaksi lähestymistavaksi, mutta tiettyjä rajoja ei voi kuitenkaan ylittää. Parlamentin pääneuvottelijalle on jälleen kerran korostettu sitä, että pitkän perjantain sopimusta on tuettava, se on pidettävä voimassa. Olen huolissani raporteista siitä, että tämän backstop-järjestelyn eli sen takuun, että, että Irlanti, rajalle ei tule kova raja, siihen kohdistuu nyt paineita eri puolelta ja riskinä on se, että Iso-Britannia nyt luopuu yksipuolisesti tästä backstop-järjestelystä. Ja se voi tapahtua väliaikaisesti, mutta se täytyy tehdä sopimuksen kautta yksipuolisesti jotenkin yksipuolisesti jonkin savuverhon takana sitä ei voi tehdä. Britannia ei voi toimia näin. Kiitoksia edustaja Terri Cabras perusoikeuksista Euroopan unionissa. President. Kiitos puhemies. Viime viikolla espanjalainen hyvin, hyvin äärioikeistoinen ryhmä Vox sai Tajanilta luvan järjestää parlamentissa tapahtuman muutama päivä ennen vastaava. Tämä puhemies kuitenkin esti Katalaanin, Pujemolin ja toisen johtajan saapumisen. Tällaista ei voi ymmärtää. Me olemme kuulleet nimenomaan tässä perusteutuna turvallisuuden, mutta tässä nimenomaan nyt kyse olisi tuosta Vox-ryhmästä. He ovat sanoneet muun muassa hyökkäävänsä eräiden edustajien kimppuun. Ja näin meidän täytyy nähdä tämän talon tulevaisuus aika lailla mustana. Toivon kuitenkin, että me voisimme toisin kriteerein elää tässä talossa ja voimme sitten ähm, asettaa tällaiset äärioikeustolliset liikkeet omaan luokkaansa. Kiitos puhemies. Kiitos oikein paljon edustaja Krupa. Yksi minuutti kristityön vainosta. Kiitoksia puhemies. Viime vuosina kristittyjen tilanne on heikentynyt tietojen mukaan 200 miljoonaa kristittyä kärsii vainosta ja 50 miljoonaa syrjitään. 2018 20 lähetyssaarnaajaa tapettiin. Meillä olisi Strasbourgissa suuntaviivoja ja puhuttiin uskonnonvapaudesta EUn ulkopuolella, mutta kristittyinä, jotka elävät EUssa, meidän on pakko puolustaa itseämme erityisesti YK ja Euroopan parlamentin Äh, julkilausumien johdosta, jossa puhutaan niin kutsutusta äm, seksuaaliterveydestä ja lisääntymisterveydestä, jossa laillistetaan äh, homoseksuaalisten äh, avioliitot sekä ehkäisy. Ä, tämä on väkivaltaa ja vainoa ja minä vaadin, että meidän oikeuksiamme kunnioitetaan. Mr. Sitten edustaja Tanasesku, yksi minuutti. Öö, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, 20. helmikuuta Romania on saanut hyväksytettyä tekijänoikeusasiat digitaalismarkkinoilla. Tämä on ollut hyvin vaikea asia, yksi vaikeimmista koko unionissa viime vuosien aikana. Tämä yhteen ymmärrys on saatu eh, Koreperissa aikaan Romanian johdolla. Näin Romania on onnistunut saamaan hyvän tasapainoisen välitysratkaisun, jolla voidaan parantaa tekijänoikeusjärjestelmää digitaalisten markkinoiden kehittyessä. Tämän sopimuksen aikaan saatua Romania osoittaa että sillä on pystyvä hallitus, joka voi johtaa Euroopan unionin neuvostoa kyvykkäästi. See, um, Kiitoksia. En näe edustajia. Vardia hiellä, joten edustaja Urban Crespo ihmisoikeuksista Brasiliassa. Kiitos puhemies. Vuosi sitten me olemme tässä samassa Maria Lefanko Pesolin murhan tuomineet ja vuoden jälkeen tuosta tapahtumasta näitä rikoksia tapahtuu edelleen. Homofobisia ja rasistisia lausuntoja esitetään jatkuvasti Brasiliassa. Me haluamme puolueettoman tutkinnan tästä ja haluamme, eh, miten Marialle Francon tapauksessa kävi. Vainoa on poliittisesti eh, Brasiliassa. Me haluamme, että voitaisiin Brasilian edustajia edustajia ja poliittisia edustajia ja kansalaisjärjestön edustajia suojata. Brasilian valtion täytyy vastata kansalaistensa, kaikkien kansalaistensa ja ihmisoikeustaistelijoiden ja poliitikkojen turvallisuudesta. Ja näin kun ketään ei enää voi hylätä eikä jättää murhattavaksi. Meidän täytyy parlamentissa, parlamentissa edelleenkin puoltaa Marialen oikeuksia. Next to speak is, uh, Ja seuraavaksi edustaja Ward. Uh, Yhdistyneen kuningaskunnan EUn kansalaisten terveydenhoito-oikeudet Brexitissä. Olkaa hyvä. I believe that healthcare... Minä uskon, että terveydenhoito on universaali oikeus, mutta nyt Brexit on vaarantanut tämän yhtäläisen oikeuden EU-kansalaisille Britanniassa ja Briteille, jotka elävät muissa 27 jäsenvaltiossa. Minusta on hyvä, että Britannia nyt myöhässä tosin aikoo yrittää tehdä jonkinlaisen sopimuksen, jolla nämä terveydenhuoltoon liittyvät oikeudet saataisiin taattua neuvotteluista, neuvotteluiden lopputuloksesta huolimatta. Sillä tavoin perheet saisivat edelleen terveydenhuoltopalveluita käyttöönsä entiseen tapaan Komissio on suosittanut, että jäsenvaltiot hyväksyisivät oikein anteliaita malleja tässä, mutta minä haluaisin, että hallitukset menevät vielä pidemmälle ja takaavat nämä oikeudet, koska se perustuisi eurooppalaisiin arvoihin. Entäpä sitten mielenterveys niillä ihmisillä, joiden tilanne on nyt hyvin heikko ja vaarantunut Brexitin takia. Nyt pääministeri Mayn kannattaisi miettiä, mikä on hänen roolinsa ihmisten mielenterveyden varantamisessa. Uh, Kiitoksia edustaja Ward ja sitten seuraava puhuja on edustaja Miranda, nuoret, jotka elävät ulkomailla. Olkaa hyvä. Obrigada, presidente. Kiitos puhemies. Toissa päivänä minun maassani erässä nainen murhattiin. Jos naiset pysähtyvät, koko maailma pysähtyy. Miljoonat naiset ovat lähteneet kadulle vaatimaan omia oikeuksiaan epäoikeutta vastaan. Me olemme tyttäriä, äitejä, na- naapureita, ystävättäriä me kaikki joutumme kärsimään omalta osaltamme miesten väkivallasta ja machistisista luonteesta. Meidän täytyy tehdä työtä näiden naisten eteen. Me emme välttämättä saa siitä kovinkaan, kovinkaan paljon palkkaa. Naiset saavat aina vähemmän palkkaa. Me koemme kaiken tämän syrjinnän nahoissamme. Me haluamme naisten äänen kuulumaan, niin kuin nekin naiset, jotka ovat joutuneet menettämään henkensä tässä taistossa. Euroopan parlamentin täytyy vaatia sitä, että väkivalta naisia kohtaan vähennettäisiin. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Popa, Macronin kirje Euroopan unionille. Kiitoksia. Arvoisat kollegat, Euroopan unioni tarkoittaa uh, kehitystä, mutta myös kaikkien jäsenvaltioiden kunnioittamista. Me kaikki olemme huolestuneita Euroopan unionin tulevaisuudesta ja vaalit, jotka järjestetään pian, niin täytyy olla osoitus siitä, että tämä uh, hanke voi saada jälleen ihmisten luottamuksen taakse. Euroopan unionin pitäisi tarkoittaa tuottaa parempaa elämää, parempaa tasa hyvinvointia, ei pelkoa. Euroopan unioni pitää ottaa olla perhe, jossa myös erityispiirteet otetaan huomioon. Euroopan Macron pitää ymmärtää, että Euroopan unioni on hanke, jossa kaikki kaikilla pitää olla oikeuksia. Tämä on unioni, ja siellä mitä sisäkkäistä ympäri ympyröitä. On erittäin tärkeää, että sosiaalinen turvallisuus asetetaan asialistalla. On otettava huomioon kaikki argumentit, ei pidä uhkailla eikä jumittaa. Tällä tavoin voimme voittaa unionin edessä olevat haasteet. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Palmer antisemitismi Euroopassa. Eräs kaikkein liikuttavimmista paikoista, jossa minä olen käynyt, on holokausti, muistomerkki Berliinissä, muistomerkki Euroopan murhatuille juutalaisille. Ja kun kävin siellä muutama vuosi sitten, en olisi voinut kuvitellakaan, että nyt vuosia eteenpäin 2000-luvun puolella antisemitismi on jälleen hyvin huolestuttava ilmiö, pelottava ilmiö Euroopassa totuus on, että näin on kuitenkin käynyt. Ja kun antisemitismi on taas nostanut päätään, se on tehnyt sen hyvin vaarallisella tavalla, sillä antisemitistiset hyökkäykset ovat lisääntyneet Euroopassa viime vuosina. Perusoikeusvirasto raportoi viime vuonna, että antisemitistiset hyökkäykset ovat nyt kasvaneet todella voimakkaasti ja tähän ilmiön on puututtava hyvin, hyvin vahvasti oikealla, vasemmalla, kaikissa puolueissa ja yhteiskunnassa laajemminkin. Meidän täytyy toimia tässä järkkymättömästi ja vaatia, että valtiot tekevät näin välittömästi. Uh, next, uh, Kiitoksia edustaja Batten oikeuskysymyksistä. Yksi minuutti. Hyvä puhemies, May on saapunut strasbourgiin tapaamaan jälleen kerran Junckerin. Kuinka monta kertaa hän oikein voi tällaista tehdä? Kaksi vuotta, yhdeksän kuukautta on nähty eri näistä propagandaa brittien suuntaan siitä, että unionista lähteminen on liian vaikeaa. Tämä on viimeisin raaman osio ja me olemme pääsemässä huonoon Brexittiin. Näin on pyritty pääsemään tietynlaiseen sopimukseen jos pääministerimme ja poliittinen luokkaamme ei onnistu saamaan tätä Brexittiä viemään loppuun ollenkaan, niin ehkä he ohjaavat meidät sitten takaisin unioniin, mitä, mutta tässä ei kuitenkaan päästä vielä tarinan loppuun, koska tästä alkaa ainoastaan ö, uusi vaihe brittien pyristelyssä pois unionista. The... Kiitoksia. Seuraavasti edustaja Boyland, Irlannin yksinhuoltaja, vanhemmat. Olkaa hyvä. 400 000 kotitaloutta kärsivät energiaköyhyydessä Irlannissa ja köyhyys on kaksinkertaistanut viimeisen viiden vuoden aikana yksinhuoltaja perheissä. Silti puhumme hiiliverosta. Kaikki suuret saastuttajat pääsevät kuin koira veräjässä. BP, Shell ja Exxon Mode esimerkiksi IPCC-raportti vaatii nopeaa muutosta ja sen sijaan puhumme hiiliverolisäyksistä, jotka rankaisevat tavallisia perheitä. Sen sijaan meidän pitäisi sulkea yritysveroporsaanreijät ja otettava käyttöön vero jo, ja niille ja asetettava määräaika fossiilisten polttoaineiden luopumiselle. Ja seuraavaksi edustaja Le Breton, Bayer yrityksen lobbaus Brysselissä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Niin, ranskalainen lehdistö on paljastanut, että lähes kaikki eurooppalaiset poliittiset puolueet, meidän puoluettamme lukunottamatta, ovat osa kansainvälisiä yrityksiä tai liikkeitä. Ja tältä Macron on ummistanut silmänsä ja viime vuonna satoja miljoonia euroja ohjattiin muun muassa Googlen ja Bayerin toimesta poliittisille puolueille. Bayerin tapaus on erityisen huolestuttava, sillä Bayer on kemian alan yritys, joka nyt aikoo panostaa geenimuunneltujen tuotteiden kehittämiseen ja sylkeä niitä markkinoille. Se kuluttaa 2 miljardia euroa vuodessa tähän loppaustyöhön Brysselissä. Se on kehittänyt syklon B-ainetta ja käyttänyt sitä Aasiassa – ja muitakin vaarallisia aineita toisen maailmansodan aikaan. Ja tällaisesta lähteestä tulee sitten rahoitusta poliittisille puolueille. Meidän täytyy nostaa moraalin tasoa tässä muuallakin kuin meidän puolueessamme. Ja sitten edustaja Sosnierk pysyvästä raketista yhteistyöstä. Ensimmäinen päivä maaliskuuta muistelimme sotilaita, jotka vastustivat kommunistista järjestelmää toisen maailmansodan jälkeen. Suurin osa eh, maksoi tästä hengellään ja minä tahtoisin muistuttaa siitä, että mielestäni on häpeää siitä, se, ettei tässä talossa, parlamentissa ole eh, pitkään pitkään kommunismin ja sodan loppumisen jälkeen ole käsitelty tuota kommunismia kansallisosialismi on saatu kitkettyä, mutta kommunismia ei tästä salista, vaan he eivät ole saatu tämän salin ulkopuolelle. He eivät ansaitse kädenpuristustamme. Tämä on esivanhempiemme jotka ovat joutuneet kärsimään kommunismin kriminaalisista hankkeesta heille ikävä asia. Kiitoksia kollegat. Tähän päättyy tämä asiaesityslistalla. Huomenna meillä on kokous kello 9 viiva kello 14.30 ja kello 15 24. Tähän päättyy tämänpäiväinen kokous. Hyvää yötä.